E no niin, hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Euroopan parlamentin täysistunto jatkuu. Se keskeytettiin 11. joulukuuta. 11. joulukuuta hyväksytyt tekstit ja pöytäkirjat on toimitettu eteenpäin. Onko niin huomautettavaa? Ilmeisesti ei ole, eli Pöytäkirja on hyväksytty. Sitten pari ilmoitusasiaa. Sen jälkeen kun edustaja Alan Smith on valittu yhdistyneen kuningaskunnan kansalliseen parlamenttiin, parlamentti panee merkille, että Euroopan parlamentin vaalisäädösten mukaisesti tämä toimi ei sovi yhteen Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa. Eli tämä Paikka on vapaana 13. joulukuuta 2019 alkaen työjärjestyksen mukaisesti. SND-ryhmä on ilmoittanut minulle tietyistä muutoksista, jotka liittyvät nimityksiin yhdessä valiokunnassa ja yhdessä valtuuskunnassa. Ja nämä päätökset sisällytetään tänäisen istunnon pöytäkirjoihin ja ne astuvat voimaan ilmoituksen tekemisen jälkeen. Envi ja Inta valiokunnat ovat toimittaneet kolme oikausta parlamentin hyväksymiin teksteihin. Artiklan 241 kohdan 4 mukaisesti työjärjestyksestä nämä oikaisut katsotaan hyväksytyksi, ellei 24, vuoden, 24 tunnin sisällä poliittinen ryhmä tai riittävä määrä jäseniä vaadi asiasta äänestystä. Oikaisut löytyvät oikeus täysistunnon nettisivuilta ja ne sisällytetään tämän istunnon pöytäkirjoihin. ITRE ja TRAN valiokunnissa on käynnistää toimielinten väliset neuvottelut liittyen neuvoston ensimmäiseen käsittelyyn työjärjestyksen artiklan 72 mukaisesti. Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty parlamentin kanssa on mandaatti neuvotteluita ja se löytyy täysistunto nettisivuilta ja sen otsikko sisällytetään tänäisen istunnon pöytäkirjoihin. Valiokuntien puheenjohtajakokous on ilmoittanut, että se ei ole saanut mitään vastalauseita Ekon valiokunnan suositukseen olla vastustamatta täytäntöönpanosäädöstä artiklan 112 kohdan 4 mukaisesti. Suositus löytyy täysistunnon nettisivuilta. Jos 24 tunnin sisällä mikään poliittinen ryhmä tai riittävä määrä jäseniä ei ole vastustanut asiaa, suositus katsotaan hyväksytyksi Muussa tapauksessa asiasta järjestetään äänestys. Sitten säännön 142 kohdan 2 mukaisesti olen työllisyysvaliokunnalta saanut pyynnön kuulla Euroopan talous- ja sosiaalikomitea koskien eurooppalaista minimipalkkaa. Jos 24 tunnin sisällä yksikään poliittinen ryhmä tai riittävä määrä jäseniä ei ole asiaa vastustanut, Pyyntö katsotaan hyväksytyksi, muussa tapauksessa asiasta järjestetään äänestys. Ja sitten lainsäädäntöjärjestyksessä ilmoitan, että keskiviikkona allekirjoitan kolme tekstiä neuvoston puheenjohtajan kanssa, jotka on hyväksytty tavanomaisessa lainsäädäntöjärjestyksessä. Ja näiden asiakirjojen otsikot sisällytetään tänäisen istunnon pöytäkirjoihin. Ja sitten puheenjohtajakokous hyväksyi 11. joulukuuta täysistunnon esityslistan ja se on jaettu eteenpäin. Sitten on vielä pari muutospyyntöä. Poliittisten ryhmien kuulemisten jälkeen haluaisin tehdä seuraavan muutosehdotuksen liittyen esityslistaan. Eli mitä tulee torstaihin äänestyskomission lausunnosta, joka liittyy oikeusvaltioperiaatteeseen Maltalla ja Daphne Caruana Galiatsan, niin se, tämä keskustelu on siirretty keskiviikoksi, eli aikataulut muuttuvat seuraavasti. Päätösasmaesitykset maanantaina 16. joulukuuta kello 19. Tarkistukset päätöslauselmaan tiistaina 17. joulukuuta kello 12. Tarkistukset yhteiseen päätösasemaesitykseen tiistaina 17. päivä kello 13 ja kohta kohdalta erillisäänestykset tiistaina 17. joulukuuta kello 19. Onko vastalauseita? Jos ei ole, eli muutos on hyväksytty. Sitten tiistaina Vihreä ryhmä on pyyntänyt, että keskustelua komission julkilausumasta, jonka aiheena on EUn vammaistrategiaa vuoden 2020 jälkeen, siihen pitäisi laatia myöskin päätöslauselma ja siitä äänestettäisiin myöhäisemmässä täysistunnossa. Ja Katrin Langensiipen saa esitellä tämän pyynnön vihreiden nimissä. Olkaa hyvä. No? No. hyvää iltaa puhemies huomenna puhutaan eun strategiasta vammaisten oikeuksia ajatellen kaksituhatta kaksikymmentä vuoden jälkeen. minä ehdottaisin siihen että siihen liitettäisiin päätöslauselma, jonka työllisyysvaliokunta valmistelisi ja josta äänestettäisiin helmikuun täysistunnossa. Syynä on se, että tämänhetkinen eurooppalainen vammaistrategia on päättymässä eikä tässä talossa vielä ole käsitelty tulevaa strategiaa. Koska vammaisia syrjitään EU:ssa edelleenkin useilla elämänalueilla, pidämme tärkeänä sitä, että uusi EU-strategia on entistä kunnianhimoisempi ja kattavampi. Siksi haluaisimme, että parlamentti tekee päätöslauselman komissiolle ja tässä muodossa vaikuttaa strategiasta päättämiseen. Kaikki Euroopan vammaiset luottavat meidän tukeemme ja siksi pyytäisin teitä, hyvät kollegat, tukemaan tätä päätöslauselmaa ja sitä, että sitä äänestettäisiin helmikuussa. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Langen Zipen. Ja sitten puheenvuoron toiselta puolelta saa, siis jos joku haluaa vastustaa tätä esitystä? Ei. Eli sitten äänestämme tästä. Eli kuka tukee edustaja langen ehdotusta? Kädet ylös. Kuka äänestää vastaan? Tyhjää. Hyväksytty. Eli keskustelu EUn vammaistrategiasta vuoden 2020 jälkeen. Siihen, siitä laaditaan myöskin päätöslausuma, josta äänestetään sitten myöhäisemmässä istunnossa. Sitten SND-ryhmä on pyyntänyt, että COP25 neuvotteluiden tulokset käsiteltäisiin toisena kohtana. Ja Bonafé saa esitellä tämän pyynnön. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Eilen päättyi COP25-kokous ja aika heikkoja sitoumuksia siellä sitten tehtiin. Ja siellä kyllä pitkälti epäonnistuttiin, kun ajateltiin millaisia odotuksia oli ja millaisia konkreettisia toimia odotettiin nyt ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Muistuttaisin, että viime keskiviikkona meillä oli ylimääräinen täysistunto liittyen vihreän kehityksen ohjelmaan. ei EUhan pitäisi olla johtoasemassa näissä asioissa. Ja edellisessä Strasbourgin täysistunnossa äänestimme päätöslauselmasta, jossa ilmoitettiin, että nyt on ilmastohätätila. Eli meidän mielestämme meidän pitäisi keskustella myöskin COP-tuloksista ja miettiä, miten tästä nyt mennään eteenpäin. Ei. Kiitoksia. Sitten haluaako joku käyttää vastakkaisen puheenvuoron sieltä? Olkaa hyvä. Yes, thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puhemies. Olen samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi keskustella COP konferenssista Madridissa. Se olisi pettymys. Mutta, lisä, mutta että se lisätään tiistai-aamu täysistuntoon hyvät sosiaaliset ystävät on hiukan ilmeistä. Halutaan kiinnittää huomiota Maltan tilanteesta, koska Maltan tilanne, ajattelen hiljattaisia tapahtumia siellä, tähän tarvitaan aikaa, että käymme tämän keskustelun. Olisin täysin samaa mieltä siitä, että pidetään keskustelu tästä pettymyksen aiheuttaneesta COP25-tuloksesta, mutta ehdottaisin kuitenkin sitä käsitellään vaikka tiistai-iltapäivänä tai keskiviikkoiltapäivänä, mutta tiistai-iltapäivä olisi meistä hyvä ajankohta. Saisitte täysin tukemme, mutta haluaisin myös kunnon keskustelun tarpeellisen ajan kanssa keskustella vakavasta Maltan tilanteesta. Kiitos. No, allora, l'onore... Kiitoksia. Eli tämä nyt ei ollut vastakkainen kannanotto, mutta... Niin, olkaa hyvä. Kansanpuolue on vähän värillä raiteilla. Me olimme pyytäneet, että tätä käytäisiin tiistai-aamuna, koska tiistai-aamuna on aikaa keskustella siitä. Tiistai-iltapäivänä on niin paljon asioita esityslistalla, mutta ei se ole meille ongelma. Meille sopii myöskin tiistai-iltapäivä. Tärkeää on se, että tästä konferenssista nyt kuitenkin keskustellaan. Quindi se è d'accordo onorevole Bonafè? Eli Bonafelle sopii varmaan, että tämä siirrettäisiin siis tiistai-iltapäivälle. Eli kuka tukee sitä, että tämä asia otetaan tiistai-iltapäivän esityslistalle? Eli äänet puolesta, äänet vastaan, tyhjää, hyväksytty. Eli COP25 otetaan esityslistalle tiistai-iltapäiväksi. Kiitos. Sitten keskiviikkona on pyydetty että korkea edustaja tulisi puhumaan Iranin mielenosoituksista. Ja tämä olisi viides kohta iltapäivällä. Ja asiasta laadittaisiin myöskin päätösasema, josta äänestettäisiin torstaina. Ja Fotiga saa esitellä ECR-ryhmän pyynnön, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin ystävällisesti pyytää teiltä hyväksyntää, että tämä asia otettaisiin esityslistalle. Tiedän, että on erikoinen jakso jo tässä juuri ennen joulua, mutta ikävä kyllä me nyt jo tiedämme, että noin 1500 ihmistä on menettänyt henkensä Iranissa tämänhetkisissä sortotoimissa huolimatta vaikeuksista opposition jäsenet ja mielenosoittajat mukaan lukien alaikäiset yrittävät kirjata tarkkaan ylös menehtyneiden, menehtyneiden nimet, siis jotka kuolivat näissä mielenosoituksissa. Meidän äänemme, jos se kuuluu hyvään ajankohtaan ja puolustamme iranilaisia, jotka protestoivat, voi olla elämän tai kuoleman kysymys monille vankiloissa tai jotka vielä kärsivät epävarmuudesta. Pyydän teitä ystävällisesti antamaan suostumuksenne tämän asian käsittelylle. E- Kiitoksia. Ja sitten vastapuheenvuoro, jos joku haluaa sellaisen käyttää. Bonafe, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Ma in verità Kiitoksia en nyt tämä ei ole mikään vastapuheenvuoro, vaan ehdotus. Koska tietysti meidänkin ryhmämme tuomitsee mielenosoittajien kaltoinkohtelun. Mutta se, että olisi keskustelua ja päätöslauselmaa tammikuussa, koska tämä on hyvin tärkeä aihe. Ja katsomme myöskin, että meidän pitäisi käydä yleisempää keskustelua EUn ja Iranin välisistä suhteista, jossa käsitellään myöskin aiheita, jotka liittyvät ydinvoimakysymyksiin ja ihmisoikeustilanteeseen yleisesti. Infotiga, niin, hyväksyttekö Bonafon, Bonafin ehdotuksen? Eli että tämä keskustelu ja päätöslausama lykättäisiin tammikuun esityslistalle. And I think personally... Niin, henkilökohtaisesti olen ja minulla on paljon kokemusta kommunismin vastaisesta protestoinnista. Tiedän, kuinka olennaisen tärkeää äh, meidän äänemme on niillä, jotka tästä tilanteesta kärsivät. Ymmärrän kyllä, että enemmistöllä on tässä sananvalta. Jos enemmistö päättää, että asian käsittely pitäisi lykätä tammikuulle, niin sitten näin tehdään. Mutta Pyytäisin kuitenkin teitä, puhemies, antamaan lausunnon asiassa. Mielestäni parlamentin äänellä on tässä varsin suuri merkitys. Eli Fotika ei vedä pois ehdotustaan, eli äänestämme tästä. Eli kuka tukee edustaja Fotikan ehdotusta? Äänet puolesta. Äänet vastaan. Tyhjää hyväksytty. Eli varapuheenjohtajan Ai, haluatko tarkistaa tämän sähkö? No minusta se oli kyllä aika selvä. No, tarkistetaan tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli varapuheenjohtajan korkean edustajan julkilausuma koskien Iranin mielenosoituksia. Eli se on sitten viides kohta keskiviikkona. Ja päätösasemasta äänestetään torstaina. Eli 12 päätösasemat. Tarkistukset päätösaseman keskiviikkona 18. päivä puolelta päivin. Tarkistukset päätösaseman esityksiin 18. joulukuuta kello 13. Ja sitten kohta kohdalta erillisäänestykset keskiviikkona 18. joulukuuta kello 19. Eli tämä kohta on nyt käsitelty. Ja sitten edustaja Fest oli pyytänyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Haluaisin kiittää Livenato Favasia, tämän parlamentin jäsentä, joka on Brexitin isä, ja hän on osoittanut, että on toivoa kansalliselle demokratialle, kun tällainenkin prosessi on mahdollinen. Kiitos. Mm. Mm, Itse olen aina valmis antamaan puheenvuoroja ihmisille, jos he vain pyytävät puheenvuoroa, mutta ette voi pyytää työjärjestyspuheenvuoroa ja sitten käynnistää tämän tyyppistä keskustelua. Se ei ole korrektia. Eli esityslista on nyt lyöty lukkoon. Niin muistuttaisin, että te ilmeisesti aina puututte tämän tyyppisiin puheenvuoroihin, kun ne tulevat tästä osasta salia. Monta kertaa monet kollegat ovat puhuneet ja käynnistäneet sitten keskustelua asioista, jotka eivät mitenkään liittyneet työjärjestykseen ja heidän annettiin puhua. Eli haluaisin vain hiukan tasapainoisuutta. Niin, puheenjohtaja Zanni, muistuttaisin teille, että monet parlamentin jäsenet monesta ryhmistä ovat saaneet tästä huomautuksen ja jopa sanktioita. Työjärjestyspuheenvuoro ei pyydetä, jos puhutaan muista asioista. Kiitos. Hyvät kollegat, jatketaan ensimmäisellä aiheella esityslistalla. Komission julkilausuma joulukuussa 1989 tapahtuneen Romanian vallankumouksen 30-vuotispäivä. Muistutan teitä, että voi pyytää puheenvuoroja ilman puhelistaa sekä sinisiä kortteja sähköisen äänestysjärjestelmän kautta. Ja tämän salin sisäänkäynnin vieressä on ohjeet siitä, kuinka tämä tapahtuu. Kollegat, siirrytäänpä tähän keskusteluun. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa komission edustajana Valean. Olkaa hyvä. Thank you very much, Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, on kunnia olla tänään teidän kanssanne muistamassa tärkeää tärkeä tapahtumaa Romaniassa ja koko Euroopassa. Revoluția română a început la Timișoara Romanian vallankumous alkoi Timisoarassa 16. joulukuuta 1989. Se oli ensimmäinen askel romanialaisen paluulle Euroopan syliin. Sen jälkeen, kun he olivat vuosikymmeniä olleet eristyksissä Itä- ja Länsi-Euroopan välisen jakolinjan vuoksi. Romanian vallankumous oli viimeinen ketjussa, johon liittyy monia kansannousuja Keski- ja Itä-Euroopassa ja myöskin verisin. Yli tuhat ihmistä maksoi sitä hengellään. Talvella 1989 romanialaiset taistelivat vapauden, perusoikeuksien, ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta. Ja ne ovat tänäkin päivänä Eurooppamme kulmakiviä. Ne yhdistävät, yhdistävät kaikkia kulttuureja, ihmisrotuja ja perinteitä idästä länteen ja etelästä pohjoiseen ja oikeusvaltion periaate, demokratia ja vastaavat ovat eurooppalaisen yhtenäisyyden tunnusmerkkejä. Väkivalta, jolla Romanian kommunistihallinto pyrki tukahduttamaan Romanian kansan halua demokratian pariin, vaikuttaa nykyisin olevan valovuosien päässä. Itse olin tuolloin 21-vuotias tuona vuonna, olin lopettamassa yliopisto-opintojani viimeisenä, viimeisenä os, opiskeluvuonna ja nuo joulukuun 89 kylmät päivät pysyvät ikuisesti muistissani. En unohda niitä koskaan, niin kuin ei kukaan muukaan maan miehistäni tai naisistani. Siirtymävuodet demokratian suuntaan kulminoituivat siihen, kun Romaniasta tuli Euroopan unionin jäsen. Mutta mikään ei ole muuttumatonta ja meidän on varmistettava se, ettei kukaan unohda sitä, miten meidän maallamme tuolloin meni köyhyydessä ja eristyksissä. Siksi meidän täytyy ottaa huomioon hyvät toimintaperiaatteet myös kaikissa naapurisuhteissamme. On vielä paljon tehtävää ennen kuin saavutamme täyden yhtenäisyyden ja konvergenssin EU:ssa. ssa ja meidän täytyy edelleenkin vahvistaa oikeusvaltion periaatetta. Terve kasvu maassa jatkuu, siellä taidot kehittyvät, varsinkin digitaalisen talouden alueella, ja varmasti näin on myös jatkossa. Äskettäin hyväksytty uusi eurooppalainen vihreä ohjelma pyrkii ottamaan kaikki mukaan liikenneasioista vastaavana komission jäsenenä minä tulen vastaamaan liikennejärjestelmien kehittämisestä ja se on tärkeä asia päivittäisessä elämässä ja takaa yhdenvertaisia liikkumisen mahdollisuuksia kaikille EU-ssa. Nyt 78 prosenttia romanialaisista on sitä mieltä, että he ovat hyötyneet EU-jäsenyydestä ja tämä on erittäin korkea luku. Viime eurovaaleissa myös äänestettiin enemmän kuin EU:ssa keskimäärin. Joulukuun 89 tapahtumista välittyi kuvia kaikkialle maailmaan uutislähetyksissä, eikä ole parempaa paikkaa kuin Euroopan parlamentti juhlistaa tätä Romanian paluuta ja koko Itä- ja Keski-Euroopan paluuta eurooppalaisen perheen sydämeen. Kiitos puhemies. Kiitoksia puhe, rouva komissaari. Ja sitten kaksi minuuttia poliittiset ryhmät. Ensin EPPstä, herra Basescu. doamnă președintă în primul rând mulțumesc. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoita ja eri poliittisia ryhmiä jotka ovat tukeneet tämän keskustelun käymistä. Nyt on kulunut 30 vuotta, siis juuri tänään hetkestä, jolloin Timisoarassa erään välikohtauksen jälkeen käynnistyi sitten vallankumous. 17. joulukuuta kun rikollinen hallinto ampui kansalaisia päin. No sitten vallankumous levisi Timisoarasta koko maahan. Miljoonat romanialaiset lähtivät osoittamaan mieltään. Ja hallinnon raakuus se kohdistui yli 1400 romanialaiseen, jotka saivat surmansa ja 700 romanialaista joutui kidutetuksi. Kaikki, jotka lähtivät osoittamaan Romaniassa mieltään, olivat siinä riskissä, että he joutuisivat armeijan hyökkäyksen kohteeksi. olemme nyt palanneet arvojen Eurooppaan, josta meidät oli repinyt irti Neuvostoliitto. Eli tämä toive oli voimakkaampi kuin pelko, ja romaiset sanoivat vihdoinkin ei. He olivat valmiita uhraamaan oman henkensä. He halusivat hylätä kommunismin ja palata Eurooppaan. Nyt me olemme jälleen osa Eurooppaa. Euroopan unioni ei ole vain sivu Euroopan historiassa, vaan Euroopan unioni liittyy myöskin siihen, että e- EU:ssa ei ole diktatuureja. Kiitos. Thank you very much. Now on behalf... Kiitoksia sitten SD-ryhmästä puolitoista minuuttia edustaja Tarash. Domnul președinte, stimați colegi. Puhemies, arvon kollegat, Joulukuun 89 vallankumous kaatoi totalitaarisen kommunistihallinnon Romaniassa. Toisin kuin muissa kommunistisissa valtioissa, monet joutuivat antamaan henkensä totalitarismin hylkäämiseksi ja demokratian palaamiseksi. Tuhannet menettivät henkensä. Ja heidän lisäkseen jälleen tuhannet lisää kuolivat sen jälkeen, kun kommunismi tuli maahamme 40-luvulla ja he puolustivat kommunismin aikana ihmisarvoja ja vapauksia ja joutuivat kuolemaan vankilassa. Ja jälleen tuhannet kuolivat Romanian rajoilla, kun he yrittivät paeta tästä suuresta vankilasta, joksi maa oli muuttunut kreikkalaiskatolinen kirkko ei taipunut kommunismin edessä, joten se julistettiin lainvastaiseksi ja monien kirkon edustajienkin piti kuolla vankilassa. Myös ortodoksi papeilla oli samanlaisia kohtaloita, sillä he, he eivät halunneet olla kommunistisen puolueen palveluksessa, vaan taistelivat sitä vastaan. Lisäksi miljoonat romanialaiset perheet joutuivat Romanian valtion alistamiksi, sillä heiltä vietiin maa ja elanto. 89 vuoden vallankumous oli huipentuma taistelulle demokratian palauttamiseksi Romaniassa. 30 vuotta myöhemmin muistamme juhlallisesti tuon aikaisia tapahtumia ja olemme iloisia siitä, että romanialaiset ovat nyt yhtenäisiä, yhtenäistä kansaa. Äh, Pyydän pitämään kiinni puheenajosta sitten kaksi minuuttia herra Cholos ryhmästä. Olkaa hyvä. Exact acum 30 de ani, la 16... 30 vuotta sitten 16. joulukuuta 1989 Timisoarassa käynnistyi Romanian vallankumous. Muutamat sata, muutamat sadat ihmiset vastustivat totalitaarista hallintoa ja seuraavina päivinä sadat tuhannet ihmiset alkoivat osoittaa mieltään ja mielenosoitukset saapuivat myöskin Bukarestiin ja Clujiin. Ihmisiä aloittiin ampua ja ihmiset tiettivät, että heidän henkensä oli vaarassa, mutta he halusivat kuitenkin vapautta ja he halusivat vastustaa diktatuuria vapauksien puutetta, talousongelmia yhdessä maailman tiukimmista kommunismimaista. Nyt me osoitamme kunnioitusta näille ihmisille. Se mahdollisti sen, että Romania pystyi palaamaan demokraattisiin arvoihin, monimuotoisuuteen, oikeusvaltioperiaatteeseen, vapauksiin. Ja tästä maasta on nyt tullut osa vapaata ja demokraattista Eurooppaa. Monet kuolivat Monet eivät enää palanneet kotiin ja yksi äiti kertoi, miten 24. joulukuuta, sen jälkeen kuin hän oli ollut yöllä, niin hänen poikansa palasi kotiin ja hänen paikansa täysin veressä, ja koska hänen paras ystävänsä oli kuollut hänen käsivarsilleen. Ja sitten ihmiset kävivät töissä, mutta kaikki eivät sitten kuitenkaan pystyneet palaamaan kotiin. Monet lapset menettivät vanhempansa. Ja viime vuonna heidän nimiään on nyt muistettu vallankumousaukiolla. Nyt nämä lapset ovat aikuisia ja yksi näistä kirjoitti isänsä nimen viereen Rakastan sinua isä. Ja hän sitten puhui vanhempiensa uhrauksesta ja heillä on oikeus saada tietää totuus siitä, mitä on tapahtunut. Ja meidän täytyy taistella sen puolesta, etteivät kansalaiset joudu näin menettämään vapauttaan tai henkeään. Kiitos. Thank you very much. Now on behalf... Kiitoksia. Seuraavaksi vihreiden aleryhmästä edustaja Butikofer. Frau Präsidentin. Puhemies, Hyvät kollegat, ne, jotka Romanian vallankumouksessa uhrasivat henkensä tai haavoittuivat, tai ne perheet, joiden parissa syntyi uhreja, ansaitsevat meidän syvän kunnioituksemme. Käsitykseni mukaan tämä on osa sitä arvokkainta perintöä, jota meillä Euroopassa on. Se, että meillä on niin paljon esimerkkejä siitä, miten meidän maissamme on ollut rohkeita, sitoutuneita, tulisieluisia miehiä ja naisia, jotka ovat aina uudelleen ja uudelleen panneet itsensä alttiiksi demokratian ja vapauden nimissä, vaikka he ovat joutuneet maksamaan siitä hyvin korkean hinnan. parlamentissa varmaankin vallitsee laaja yhteisymmärrys tästä asiasta. Minun poliittisessa ryhmässäni ei kuitenkaan vallitse konsensusta siitä asiasta, että Euroopan parlamentissa oltaisiin nyt ottamassa käyttöön uutta menettelyä, sellaista, että pala palalta laaditaan päätöslauselmia eurooppalaiseen historiaan ja määritetään totuutta eurooppalaisesta historiasta. Joka etsii totuutta, etsiköön moninaisuutta ja joka etsii totuutta, paneutukoon erilaisiin äh, käsityksiin ja tapahtumiin ja käyköön historiallisissa paikoissa ja museoissa ja eurooppalaisen historian talossa, mutta Euroopan parlamentin tehtävän ei ole päättää, mikä on totuus historiallisista tapahtumista. Ja tämä ei mielestäni ole hyödyksi, tuli se aloite sitten oikealta, vasemmalta, keskeltä tai mistä vain. Tämä on harhapolku, jos tälle tielle lähdemme. Ja siksi ryhmäni pyytää, että kaikki muut poliittiset ryhmät miettisivät vielä toisenkin kerran, kannattaako meidän jatkaa tällä tiellä. On muitakin keinoja ilmaista kunnioitusta ilman, että päädytään tähän umpikujaan. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi ECR-ryhmästä puolitoista minuuttia edustaja Procaccini. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Tänään on nyt sitten viimeinen osa tätä sarjaa, joka liittyy vapauteen ja kansoihin 80-luvulla. Julistamme miljoonien miesten ja naisten rohkeutta, jotka Romaniassa uhrasivat henkensä, jotta heidän lapsensa pystyisivät elämään vapaassa maassa, jossa ei ole kommunismisortoa. Ja yksi intellektuaali ja taiteilija Cristiano, joka on Camille Demetrescu, hän sanoi, että me joudumme aina elämään oman maamme ulkopuolella – länsimaissa, jotka eivät ymmärtäneet tai halunneet ymmärtää, että kommunisti utopia oli jo tuomittu historiassa. Ja näinä päivinä ikkunoihin sytytettiin kynttilöitä ja sitten tuli ihme, mutta siihen liittyy hyvin paljon verenvuodetusta. Ja jotta kyse olisi pelkästään sanoista, jo, nämä ajatukset edelleen kukoistaisivat maailmassa. Haluaisin ajatella hiukan Hongkongin nuoria. Tällä hetkellä Kiinan kommunisten hallinto ahdistelee heitä ja maailma seuraa tilannetta. He ovat rohkeita unelmioita samalla tavalla kuin Shoaran ja Bukarestin nuoret aikoinaan, samoin kuin Tiananmenin taivallisen rauhan aukion mielenosoittajat vuonna 1989. Thank you very much. Now for two... Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Muresan, EPP. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați colegi. Kiitos puhemies. Arvoisat kollegat, 16. joulukuuta 1989, eli tasan 30 vuotta sitten, oli päivä, jolloin tuhannet romanialaiset ensimmäistä kertaa lähtivät kaduille. Kymmenet tuhanset seurasivat seuraavina päivinä ja nämä Romanian vallankumouksena nyt tunnetut tapahtumat päättivät kommunistidiktatuurin maassamme ja toivat sen takaisin Eurooppaan. Vallankumouksen ansiosta miljoonille romanialaisille on tullut mahdollista ilmaista ajatuksiaan, lukea mitä haluavat. Ensimmäistä kertaa sen jälkeen ja, ja tavata sukulaisiaan ja perheenjäseniään vuosikymmenten jälkeen. Romanian kansa antoi uhrin vallankumouksen päivinä ja he, ovat, he ansaitsivat siten uudelleen paikkansa eurooppalaisessa perheessä. Tämä keskustelu on tänään ajateltava siten, että muistamme niitä toista tuhatta ihmistä, jotka menettivät henkensä vapauden hyväksi. Muissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa – vastaavat kumoukset sujuivat rauhallisesti. Mutta meillä kuolleita tuli 1100, 1200 ja he olivat ihmisiä, jotka taistelivat täydestä sydämestään vapauden ja demokratian puolesta. Senkin jälkeen romanialaiset ovat taistelleet viimeiset kolme vuotta, 30 vuotta he ovat taistelleet paikkansa puolesta Euroopassa – kaikki yli 750 EUn jäsentä kaikista jäsenvaltioista jakavat sen moraalisen velvollisuuden, että meidän on puolustettava niitä arvoja, jotka, joiden hyväksi meidän veljemme ja sisaremme 89 vuonna kuolivat. Vapaus, demokratia, oikeudenmukaisuus, ne ovat arvoja, joita meidän pitää puolustaa ja puolustaa eurooppalaista yhtenäisyyttä ja rauhanomaista yhteiseloa kaikkien kansojen kesken Euroopassa. Kiitoksia. Seuraavaksi minuutti edustaja Benea. Domnul komissar, onorați deputați. Kiitoksia komission jäsen, hyvät kollegat. Talvella 89 kannan kiittää. oli nuori, hän oli koko elämä edessään hänen häitään valmisteltiin seuraavalle vuodelle. 22. joulukuuta Georgin sydämeen osui luotia, hän sai välittömästi surmansa. Ja hän ei ollut täyttänyt vielä edes 29. Hän ei enää palannut kotiinsa tämän murhaluodin takia. Ja hänet vietiin Synnin kaupungin hautausmaalle ja joka vuosi hänen äitinsä etsii vastausta kysymykseen, jota hän on kysynyt jo 30 vuotta, eli kuka tappoi minun poikani? Me muistelemme nyt vallankumouksen uhreja, vallankumoukset, sankarit, jotka ovat vahvistaneet oikeusvaltioperiaatetta Romaniassa. Tämän lisäksi meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme selvittää rikoksia ja selvittää, ketkä ovat vastuussa ja tuoda heidät oikeuteen. Koskaan ei ole liian myöhäistä. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt vuorossa edustaja Botos kaksi minuuttia. Thank you, Madam Chair. Stimați colegi, Kiitoksia puhemies. se împlinesc 30 de ani de la Revoluția din... Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, 30 vuotta on kulunut Romanian vallankumouksesta. Se oli ainoa maa, jossa kommunistihallinto tarrasi kiinni valtaan ja taisteli sen puolesta. Siksi yli tuhat ihmistä menetti henkensä ja tuhansia haavoittui kymmenen mielenosoituspäivän aikana taisteluissa. Vallankumous alkoi tasan 30 vuotta sitten ja kun ihmiset rohkaistuivat nousemaan hallintoa vastaan, tästä tuli mahdollista, mutta ei voitu ajatellakaan, että kommunistit olisivat ampuneet viattomia lapsia ja naisiakin vastaan, mutta näin tapahtui. Tästä huolimatta kymmenet tuhannet romanialaiset pysyivät kadulla luotien viuhuessa. Ja ihmiset näkivät kadulla, kuinka heidän ystäviään kuoli ja he olisivat varmaan voineet josta poiskin, mutta he eivät tehneet sitä. Arad, kotikaupunkini, jossa väki nousi vastarintaan toisena, koki myös paljon kuolonuhreja, joita tänään muistamme. Vuoden 1989 vallankumous oli se kohta historiassamme, joka osoittaa meille, miten vahvoja ihmiset voivat olla yhdessä, kun he taistelevat puol- periaatteidensa puolesta. Bukarestissa ja kaikki, kaikkialla muuallakin, missä ihmiset lähtivät kaduille, tämä yhteishenki auttoi pyyhkimään totalitarismin pois maailmasta. Pelkkä uhrien muistaminen ei kuitenkaan riitä, vaan meidän täytyy selvittää totuus ja saada oikeutta kaikille niille, jotka menettivät henkensä noina päivinä. On korkea aika, että Romanian valtio tuo valoa pimeyteen tässä asiassa. Meidän täytyy tietää, ketkä olivat syyllisiä verilöylyyn vuonna 1989, jotta sankarimme voivat nukkua rauhassa. Thank you very much now for... Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia, minuuttia. edustaja Gaal. Kiitoksia. 30 vuotta sitten joulukuussa Timosaurassa käynnistyi vallankumous. Unkari oli toiminut tai osoittanut mieltään ja ihmiset asettautuivat panssarivaunujen eteen, koska he eivät enää halunneet kestää kommunistisortoa. Ihmiset vastustivat kylien tuhoutumista. Tämä, nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat tärkeitä Romanialle ja Unkarille. Ja meidän täytyy muistaa näiden ihmisten sankariteot. ihmiskuntaa vastaan oli tehty rikoksia ja niistä pitää tuomia, tuomita. Ja nyt tänään muistelemme monia uhreja, jotka menettivät henkensä vallankumouksessa. Tämä on hetki Euroopan historiassa, jossa monet taistelivat samanaikaisesti. Ja he taistelivat yhdessä vapauden puolesta – ja Timisoaran ja Romanian vallankumous on yhteinen eurooppalainen arvo ja sitä meidän pitää nyt muistella. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Kiitoksia. Rova Gall, hyväksyttekö sinisen kortin herra Jordanovilta? Kyllä, joten edustaja Jordanov, olkaa hyvä. взимам думата по повод взимам думата по повод на изказването. Haluan puhua sen takia, että kuulin, mitä tässä juuri sanottiin. Haluaisin kiittää kollegaamme Mainitsen vaan, vain, että meidän pitää kunnioittaa kaikkien niiden muista, jotka kuolivat. Ja näin tänään teemme. Osoitamme heille kunnioitustamme. Haluaisin nyt muistuttaa kaikkia bulgarisena parlamentin jäsenenä, että kaksi päivää ennen tapahtumia, josta tänään keskustelumme 14. joulukuuta 89 Sofian kansalaiset olivat tukkineet Bulgarian parlamentin ja pyysivät, että poistettaisiin yksi, kumottaisiin ensimmäinen artikla perustuslaissa, jossa säädettiin siitä, että Bulgarian kommunistinen puolue on korkein vallankäyttäjä maassa. It must be a... Jos tämä on sininen kortti, niin tämä pitää olla kysymys. En kuule nyt mitään kysymystä. Jos teillä on kysymys Rova Gallille, olkaa hyvä, esittäkää se muutoin tämä, että saa puheenvuoro. Onko teillä siis kysymystä Rova Galille? Kysymykseni on seuraava. Rova Gal, oletteko te vakuuttunut siitä, että tänään kun vielä on diktatuureja olemassa, meidän täytyy jatkaa työtämme, jotta voimme välttää verenvuodatusta. Oletteko te vakuuttunut siitä, että Euroopan unionin täytyy löytää muita keinoja, jotta voidaan poistaa kaikki muut diktaattorit vallasta, joita on olemassa, koska ei, ei heitä niin kovin kaukana meistä ole. Respond, thank you. teillä on 30 sekuntia aikaa vastata közös európai identitásunk része. Kiitoksia. Tämä vapaus on osa eurooppalaista identiteettiä ja tämä kansannousu Romaniassa, sekin on yhteinen eurooppalainen arvo. Siksi olemme täällä tänään. Meidän täytyy varmistaa, että me kunnioitamme näitä ihmisiä ja jatkamme heidän muisteluaan. Kiitos. Kiitoksia. Sitten neljä puoli minuuttia edustaja Liberatski. pani przewodnicząca, pani komisarz Valean, witam panią w nowej roli. Kiitoksia puhemies. Onnittelen teitä uudessa roolissanne. Olen itse puolalainen. Puolassa 40 vuotta sitten elokuussa 80 komission järjestelmä romahtaa. Järjestelmän romahdus alkoi ja periaatteessa marraskuussa ei enää juurikaan ollut jäljellä Berliinin muuria. Oli vain kolme maata, jotka vielä olivat uskollisia vanhalle ideologille, Kuuba, Pohjois-Korea ja Romania. Ja tämän takia tämä päätöslausuma on laadittu, siinä tuomitaan järjestelmän rikollinen luonne. Aikaa oli, olas, oli ollut siihen reagoida, mutta pikkuhiljaa vasta tulimme tästä tietoiseksi tästä ja meidän täytyy osoittaa kunnioitustamme uhreja kohtaan, niitä kohtaan, jotka taistelivat vallankumouksen aikana – ja tätä kautta saatiin aikaan Romanian menestys ja onnistuminen. On hienoa, että Romania liittyi EU:hun ja minä toivon, että Romania pääsee nopeasti, mahdollisimman nopeasti liittymään myös Schengenin alueeseen. Kiitoksia edustaja Motreanu. Puhemies, Tänä vuonna on kulunut 30 vuotta Romanian vallankumouksesta. Se oli ensimmäinen televisioitu vallankumous. Miljoonat ihmiset Euroopassa ja muualla maailmassa pystyivät näkemään, kuinka väkivaltaisesti ihmisiä kohdeltiin, kun he halusivat kaataa totalitaarisen hallinnon. Vuoden 1989 tapahtumat Romaniassa eivät olleet pelkästään romanialaisten kokemus, vaan muidenkin eurooppalaisten kokemus, sillä he ilmaisivat silloin jo solidaarisuuttaan. Ja hekin ovat halunneet, että totuus tulee ilmi noista tapahtumista. Nyt on kulunut 30 vuotta ja vuosi vuodelta Romanian kansa on jäänyt vaille vastausta vuoden 1989 tapahtumista. He odottavat, että ihmisiä asetetaan syytteeseen ja tuodaan oikeuden eteen ja että he, heidän syyllisyytensä arvioidaan. Romanian yhteiskunnassa pelätään, että saatetaan joutua odottamaan ehkä vielä toiset 30 vuotta, jos oikeusjärjestelmä ei tartu totuuden selvittämistyöhön. On hyvin mahdollista, että myös uhrien seuraajat ja, ja jälkeläiset jäävät vaille vastauksia. On tärkeää saada tieto siitä, ketkä tekivät mitäkin ja kenen käskystä. Ja jokaisen kuoleman takana olevat tapahtumat on selvitettävä. Romania tarvitsee totuutta ja äh, maan haavat eivät voi parantua ennen kuin vuoden 1989 syylliset ovat selvillä. Ennemmin tai myöhemmin totuus käy ilmi, mutta joskus voi olla liian myöhäistä ja siksi toivoisimme, että tällä kertaa ei käy näin. Tämän päätöslauselman tavoitteena Euroopan parlamentissa on se, että joulukuu 89 ei ajaudu unholaan, vaan että totuus selvitetään mahdollisimman nopeasti. Thank you very much, Mr. Montreanu. Kiitoksia. E, herra Montreanu, hyväksyttekö sinisen kortin herra Sokol, Sokolovilta? Hyväksytte. Edustaja Sokol, teillä on puoli minuuttia aikaa esittää kysymyksen. Olkaa hyvä. Hvala lijepa kolega Motranu, spomenuli ste nerazjašnjena pitanja o tome tko je... Kiitoksia kollega. Te kysyitte, kuka on syyssä ja kuka on vastuussa näistä kuoleman tapauksista. No mehän tiedämme, mitä tapahtui Ceausesculle. Tarkoittaako sitä, että Ceausescun romahdus oli myöskin tämän hallinnon romahdus? Sinne hän kuitenkin jäi tätä kommunistihenkilökuntaa töihin viranomaistasolle, yliopistoihin ja muualle. He olivat vastuussa näistä rikoksista, mutta heitä ei tuomittu. Onko näitä ihmisiä edelleen näillä paikoilla ja onko se edelleen ongelma Romanialle? Montreanu, you have said... Herra Montreanu, teillä on puoli minuuttia aikaa vastata. Păcate, încă astăzi în România nu se știe adevărul absolut al acestei revoluții și Valitettavasti toistaiseksi ei tiedetä totuutta vallankumouksesta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen istuimelta vaaditaan totuuden selvittämistä ja syyllisten selvittämistä ja sitä, että Romanian kansa saa tietää totuuden. Puheenvuorossani totesin jo, että Romanian on pitänyt kärsiä kovasti sen vuoksi, että syyllisiä ei ole tiedossa. Osa niistä, jotka osallistuivat vallankumoukseen, on edelleenkin julkisissa viroissa Romaniassa. Thank you very much for... Kiitoksia sitten. Minuutti edustaja Avram, olkaa hyvä. Thank you very much. om Kiitoksia. Itsekin asuin puolet elämästäni tällaisissa maassa ja mikään ei ole pahempaa ihmiselle kuin diktatuuri. Ja diktatuurin ja demokratian välinen etäisyys on välillä vain sekunnin murtoosa. Eli vallankumouksen uhrit ammuttiin luodella, mutta ne, jotka syyllistyivät tähän sortoon, he ovat olleet vaitinaista asioista. Ja on nyt hyvä, että Tiedämme totuuden vuodesta 1989. Meidän täytyy selkeästi ja tiukasti puhua näistä asioista, jotta voimme pelastaa ihmisiä, jotka ovat vaarassa. Meidän täytyy seurata diktatuurimerkkejä. Nykyisinhän nämä dikta- diktatorit piiloutuvat demokraattisen kulissin taaksi, taakse. Ja diktatuuri alkaa rakentua siinä vaiheessa, kun huomataan, ettei itse pysty enää tekemään poliittisia valintojaan. Eli kun maa jakautuu ideologisesti kahteen leiriin, jotka ovat valmiita taistelemaan toisiaan vastaan kuolemaan asti. Ja meidän täytyy myöskin miettiä, mistä asioista päätämme puhua. Kiitos. Kiitoksia. Sitten kaksi minuuttia edustaja Vintsa doamnă președintă doamnă comisar acum treizeci de ani pe măsură ce regimurile comuniste. puhemies hyvä komission jäsen kolmekymmentä vuotta sitten kun kommunistihallinnot yksi toisensa jälkeen kaatuivat diktaattori Nikolai Ceausescu vaikutti olevan edelleenkin voimakas vallanpitäjä. Tässä tilanteessa pastori Laszlo Tökesin aikaansaama kipinä sytytti vallankumouksen. Suunnitelma Romanian kylien systematisoinnista sai hänet nousemaan vastarintaan ja puolustamaan ihmisoikeuksia. Siksi on sitäkin kyseenalaisempaa, että Romanian presidentti veti pois Tökesin työstään saaman tunnustu, tunnustuspalkinnon. Pastori Tökesin roolia ei saa unohtaa. Vallankumouksen jälkipuinnissa on vielä paljon tehtävää. Vain hyvin harvoja on todettu syylliseksi vallankumouksen aikaisiin tapahtumiin ja e, aiemmilla kommunistihallinnon tukijoilla on edelleenkin pääsy tiettyihin asiakirjoihin, eikä tilin tekoa tuosta menneisyydestä ole ylipäänsä tehty. Yli 1100 ihmistä kuoli ja heidän muistamisensa on tietenkin tärkeää, mutta meillä ei ole aikaa hukattavaksi, jotta saamme vastuulliset oikeuden eteen ja saamme korjattua sitä vahinkoa, jota kommunistihallinto aiheutti. Meidän on uskallettava työstää menneisyyttämme, jos haluamme päästä eteenpäin tulevaisuudessa. Now for one... Kiitoksia. Sitten minuutti. Edustaja Zuhdaru. Kiitoksia, puhemies. Tänään osoitamme kunnioitusta romanialaisille, jotka vastustivat diktatuurin hallintoa ja jotka taistelivat kylmyyttä ja nälkää vastaan. 14. joulukuuta Jashossa jo alkoi tämä vallankumous, ja jos mili- turvallisuuspoliisi ei olisi toiminut tavalla, jolla se toimi, niin tilanne olisi muuttunut hyvin erilaiseksi. Olemme puhuneet nyt näistä päivistä, ja itse näin, miten maani liittyi NATOon ja EU-hun. Me tuemme eurooppalaisia arvoja ja siksi velvollisuutemme on toimia niin, että myöskin muut muurit murtuvat. Ja meidän pitää nyt osoittaa kunnioitusta Romanialle ja teemme nyt jotain erittäin tärkeää. 30 vuoden jälkeen me täytämme kaikki ehdot tullaksemme osaksi Schengen-aluetta. Kiitos. Kiitoksia. 4,5 minuuttia edustaja Grappini, komissaari, stimați colegi. Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Minä tulen Timisoaresta. Tasan kolmekymmentä vuotta sitten olin kadulla Timisoarassa. On ymmärrettävä, ettei vallankumous kuulu pelkästään yksittäisille ihmisille tai ryhmille, vaan koko Romanialle. Ja Timi syttyi se liekki. Ja iskulauseena olikin, että tänään Timisoarassa, huomenna koko maassa. Ihmiset kaikkialta kaupungista menivät kaduille, vaikka kukaan ei oikein tiennyt, mitä oli tekeillä. Timisoaralaiset olivat ensimmäisiä vallankumouksen uhreja niistä tuhansista, jotka kuolivat. Heillä ei ollut mitään suojaa luodelta, joita heitä kohti ammuttiin. Noin vain. Meidän velvollisuutemme eurooppalaisina instituutioina on kunnioittaa Romanian kansaa. Se on eurooppalaista kansaa ja meidän paikkamme on Euroopan unionissa. Ja kunnioituksesta noita 30 vuoden takaisia tapahtumia kohtaan. Vaadin komissiolta ja neuvostolta, että ne kunnioittavat Romanian kansalaisten oikeuksia. ja antavat meille uskottavuutemme takaisin ja osoittavat solidaarisuutta. Now, uh... Kiitoksia. Sitten Catch the Eye-vaiheessa puheenvuoron saavat ne, jotka eivät ole vielä puhuneet. Minuutti. Edustaja Domac. doamnă președintă kiitoksia puhemies kolmekymmentä vuotta sitten miljoonat romanialaiset elivät pelossa he lähtivät osoittamaan mieltään. Ja he halusivat, että rikollinen hallinto eroaisi. Kansalaiset halusivat vapautta, vapautta tai kuolemaa. Ja nämä viattomat äänet ilmaisivat vapauden kaipuun jonka Romania myöhemmin sai. Demokratia on tie Eurooppaan. Ja näinä aikoina miljoonat ihmiset kuolivat kommunistivankiloihin. Ja meidän täytyy muistaa nämä uhraukset ja kiittää heitä siitä. Nyt me osoitamme kunnioitusta näille sankareille. Sankarit eivät koskaan kuole ja minä osoitan heille kunnioitusta ja haluan kiittää heitä siitä, mitä he tekivät maani hyväksi. Now, Mr. Heisch. Kiitoksia, edustaja Haishel, minuutti. Děkuji pekne. Pani predsedajúca, naozaj pred 30 rokmi vypuklo veľké... Kiitoksia puhemies. 30 vuotta sitten, silloin kun näitä tapahtumia alkoi syntyä Romaniassa, niin silloin näimme, mitä tapahtui Ceausescun hallinnolle. Se ei ollut mitenkään helpoa taistella heitä vastaan. Ja samantyyppinen liike tämä kuin Tsekoslovakian tapahtumat muun muassa. Tämän takia meil, meillä on myös samantyyppinen e-, elintaso. Samoin demokratioissamme on tietty tiettyjä samantyyppisiä puutteita ja meidän täytyy pyytää tukea EUta, jotta voimme täyttää nämä puutteet. Ja siksi pyytäisimme, että lainsäädännöllä keinoilla tutkittaisiin tilannetta ihmisoikeusasioissa, oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen niin edelleen, koska kaikki aina tehdään virheitä, joskus enemmän, joskus vähemmän. For... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Daily Minutti. Thank you. Uh- Kiitoksia puhemies olin Irlannissa opiskelijajohtaja 30 vuotta sitten ja minua innoitti tämä sankaruus, jota romanilaiset osoittivat. Matkustin Bukarestin Timisuoran ja olin siellä yli kuukauden näiden vallankumousten joukossa. Täytyy sanoa, että se oli yksi tärkeimpiä hetkiä nuoruudessani, niin kun näki, miten brutaali kun totalitaarinen hallinto kaadettiin ja miten he ovat rikastuneet väestön kustannuksia, oli, oli pahamaineinen poliisikoneisto käytössä. Tämä oli uskottava, uskomaton kokemus. Saatoin tuntea ihmisten toivon tulevaisuuden demokratian puolesta ja he halusivat vakaampaa taloutta. Tämä oli todella nöyräksi tekevä kokemus, mutta meidän pitää olla myös rehellisiä mielestäni, koska mitä he saivat, monin tavoin he saivat paljon samantyyppisen elitin uudestaan eri vaatteissa. Uusi, uusliberalistinen eliitti syntyi sinne ja monella ihmisellä on edelleen ongelmia siellä. Minkä takia Romania, Romania on toiseksi eniten lähtenyt omasta maastaan Sy- Syyrian jälkeen kakkosena. Viisi miljoonaa lähtenyt sieltä pois. Pal- paljon korruptio on jäljellä, joten haluan olla solidaarinen näiden ihmisten suhteen. Tämä vallankumous ei ole vieläkään viety loppuun maassa much now. Kiitoksia sitten minuutti edustaja Winkler. Köszönöm, köszönöm szépen elnök a romániai. Kiitos puhemies. Vallankumous alkoi Timisaarasta 30 vuotta sitten, kun romanialaiset, Unkari, romanian unkarilaiset kerääntyivät kirkon eteen suojelemaan pastori Tökesiä ja hänen perhettään. Ihmisten solidaarisuus meni niin pitkälle, että se oli Romaniassa aivan ennen näkemätöntä. Taistelemme edelleen yhteisöllisyyden puolesta ja siitä, että kaikki saisivat suojaa. Meidän puolueemme toimii sen hyväksi, että ne arvot, joiden puolesta 30 vuotta sitten taistelimme, pysyvät arvossaan EU:ssa. Taistelemme tämän puolesta Strasbourgissa ja muuallakin Euroopassa. Syyllisten löytäminen on tärkeää ja uhrit eivät, uhreja ei saa syyllistää. Kiitoksia. Sitten edustaja Ward, minuutti. Uh, sorry, Madam President, I could... Anteeksi puhemies. Näin täällä kollegan, joka heiluttaa sinistä korttiaan. Haluatteko ehkä ottaa hänet ennen kuin minä saan puheenvuoron? No, we will not allow the... Emme nyt salli tässä vaiheessa ollenkaan sinisen kortin käyttöä. Hyvä, kiitoksia. Arvoisa puhemies, minä edustan koillis englantia siellä on paljon romanialaista väestöä, joiden kanssa olen tehnyt läheistä yhteistyötä ja olen iloinen, että monet heistä ovat ystäviä, niin he ovat lääkäreitä, hoitajia, lä- lä- opettajia, yrittäjiä, taiteilijoita. Monet muistavat vallankumouksen ja julman diktatuurin sitä edeltävänä aikana. Nyt eivät he ole vain vapaita ja omassa maassaan, mutta vuoden 2007 jälkeen he ovat alkaneet hyötyä myös EU-jäsenyydestä. Kuitenkin Brexit on äh, ikävä näkymä romanaisille yhdistyksessä kuningaskunnassa, jotka äh, ovat joutuneet rasististen hyökkäysten kohteeksi. Esimerkiksi vielä vuonna 16. kesäkuussa romanaiset lapset, jotka yleensä aina leikkivät Manchesterissa kaduilla, heidän vanhempansa kutsuvat heidät sisällä, jotka ovat huolissaan heidän turvallisuudestaan vihamielisemmässä ympäristössä. Minun mielestäni nämä lapset vieläkään eivät saa leikkiä vapaasti ulkona muiden lasten kanssa. Tämä on surullinen vaikutus Brexit ihmiset kärsivät totalitaarin aikana, nyt tuntevat olonsa epätervetulleeksi uudessa kodissaan. Thank you very much. Kiitoksia. Haluaisin antaa puheenvuoron komissaari Valeanelle, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, ei ole minulla juurikaan lisättävää tässä vaiheessa muuta kuin, että haluan kiittää niitä, jotka ottivat tämän aiheen keskustelun aiheeksi ja niitä, jotka tukivat ehdotusta ja osallistuivat tästä Tällainen päätöslauselma sitä äänestetään torstaina ja oletan, että mitä tulee romanialaisiin teihin ja minun, jotka teemme työtä Euroopassa yhdeksi hyväksi, niin meillä on suuri vastuu koskien myös tulevaisuutta, koska me edustamme näiden vuoden 1989 ihmisten toivoa paremmasta Euroopasta ja paremmasta tulevaisuudesta. Kiitoksia. Kiitoksia. Rova komissaari, keskustelu päättyy ja äänestys on torstaina. Sitten mennään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Yhteiskeskustelu, arvonlisäveropetokset petokset ja maksupalvelun tarjoajat. Mietinnön esittelijä Lidia Pereira, maksupalvelun tarjoaja koskevat vaatimukset ja hänen toinen mietintönsä hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävät toimenpiteet ALV-petosten torjumiseksi. Muistuttaisin teitä siitä, että on mahdollisuus pyytää puheenvuoroa vi- sinisen kortin menettelyssä ja, ja saada myös puhe- lisäpuheaikaa keskustelun lopussa. Haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle, edustaja Pereiralle. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, Yhteis- yhteiskuntamme ja taloutemme digitalisaatio tuo tilaisuuksia kaikille kansalaisille ja yrityksille. Tulee uusia tuotteita, parempia palveluita, reaaliaikaisia ratkaisuja, mutta ne avaavat oven myös entistä pidemmälle viedyille lainrikkomuksille ja veronkierrolle. Meidän on ennakoitava tulevia ongelmia ja päätettävä jo nyt nopeasti ja älykkäästi uusista toimista. Arvonlisävero on tärkeä verotulojen lähde kaikille jäsenvaltioille ja unionille, jolle se on omien varojen lähde. Sääntöjen yhdenmukaistaminen ja ALV-politiikan yhtenäistäminen suojaa sisämarkkinoita ja tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkumista sekä ehkäisee veropetoksia. Petosten torjuminen on mahdollista, kun yh- lujitetaan hallinnollista yhteistyötä kaikkialla Euroopassa – Alven kerääminen perustuu tietyn arvoketjun toimijoiden ilmoittamiin tietoihin ja luottamukseen. Suurin osa toimijoista onkin luotettavia ja täyttää velvollisuutensa, mutta valitettavasti ALV-petokset ovat pysyvä ongelma. Ero arvioidun ja toteutuneen alv kertuman välillä oli vuonna 2017 137,5 miljardia euroa. Tämä tekee 267 euroa jokaista eurooppalaista kohden. Verkkokaupassa ALV-petosten arvoksi arvioidaan 5 miljardia euroa vuodessa, ja se on sama kuin koko Portugalin verkkokaupan vuotuinen arvo. Tämänpäiväiset mietinnöt osoittavat tämän parlamentin halua ottaa askel vielä pidemmälle eteenpäin petosten torjumiseksi. Olemme luomassa eurooppalaista keskusjärjestelmää maksutietojen keräämiseksi ja vaihtamiseksi sekä lisäämässä velvoitteita maksupalvelun tarjoajille tietojen keräämisessä, säilyttämisessä ja ilmoittamisessa. Ehdotukset ovat kunnianhimoisia ja osoittavat parlamentin sitoutumista siihen, että ALV-petoksia pitäisi pystyä torjumaan tehokkaasti. Tärkeitä seikkoja esityksissä ovat säilytysajan pidentäminen siten, että viranomaisilla on entistä enemmän aikaa tunnistaa mahdollisia petoksia, yksittäisen maksutapahtuman minimiarvon määrittäminen ilmoitusvelvollisuudelle – ja tällä vähennetään järjestelmän väärinkäytösmahdollisuuksia. Euroopan tietosuojavaltuutetun velvollisuuksiin viitataan nimenomaisesti, jotta voidaan varmistaa se, ettei yksikään viranomaistoimija tai maksupalvelun tarjoaja loukkaa yksityisyyden suojaa tai tietosuojaa. Uusien teknologioiden käyttöönotto maksupalvelujärjestelmissä tukee modernisointuja ja sitä, että kansalaiset ja yritykset saavat käyttöön entistä yksinkertaisemmat prosessit. Tämänpäiväinen puheenaihe on oikeastaan, siinä on kyse oikeudesta. Halutaan varmistaa, että kaikki suorittavat ne velvoitteet, jotka heille kuuluvat. Rahoituspalveluteknologia muuttuu jatkuvasti, samoin se, miten kulutamme, neuvottelemme ja maksamme palveluista. Ja meidän täytyy mukautua tähän, näihin uusiin digitaalisiin vaatimuksiin myös lainsäädännön tasolla. ALV-petokset eivät tunne rajoja, joten niitä voidaan torjua vain rajat ylittävässä yhteistyössä. Nyt on meidän käsissämme taata se, että alv saadaan kerättyä oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti ja että pystytään torjumaan ALV-petoksia. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron komissaari Gentilonille. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam President. Kiitoksia, puhemies. Arvoisat jäsenet. Olen ylpeä nyt, kun voin olla täällä Euroopan parlamentista ensimmäistä kertaa talousasioista vastaavana komission jäsenenä. Meillä on edessämme tärkeää työtä ja meidän täytyy torjua veropetoksia Haluaisin kiittää esittelijää Pereiraa ja talous- ja valiokuntaa näistä kahdesta ehdotuksesta. ALV-petokset vaikuttavat kaikkiin jäsenvaltioihin ja kansalaisiin. Ja on tärkeää, että me tartumme ALV-petoksiin demokraattisella tavalla. Meidän pitää tarkastella ehdotusta ALV-paketin valossa, joka hyväksyttiin neuvostossa joulukuussa 2017 ja jota aletaan soveltaa tammikuussa 2021. Ehdotuksessa veroviranomaiset saivat voimakkaita välineitä, joiden avulla he voivat havaita ja torjua ALV-petoksia sähköisessä kaupankäynnissä. Euroopan toiminta on ehdottoman tarpeellista. 2015 5 miljardia euroa ALV tuloja meni EUlta sivusuun. Samanlaisia lukemia on tullut myöskin palvelualalta. Ja tämä ongelma todennäköisesti tulee vielä kasvamaan tulevaisuudessa, kun ajatellaan kuinka nopeasti sähköinen kaupankäynti lisääntyy. Maksupalvelutarjoajien Euroopassa on toimitettava tietoa rajat ylittävissä maksuissa tiedonsa- maksunsaajasta. Näin voidaan rajoittaa hallinnollista taakkaa. Ja nämä pyydetyt tiedot ovat jo saatavana ja maksupalvelun tarjoajat käyttävät niitä transaktioita hoitaessaan. Ehdotus on suuri askel eteenpäin, kun torjutaan ALV-petoksia, mutta tekemistä on vielä paljon. Komission tutkimus osoittaa, että jäsenvaltiot yleisesti tämän menettivät 137 miljardia euroa vuonna 2017, ja nämä luvut ovat tietysti aivan liian korkeita. Tästä syystä veropetosten torjunta on minulle painopistealue tällä kaudella. Ja tietysti veropetokset liittyvät myöskin siihen, että vahvistetaan verosäädösten noudattamista – Nämä ovat osa uutta toimintasuunnitelmaa, jonka esittelen ensi vuonna. EUn yritysten on päästävä EUn markkinoille ilman esteitä, eikä siellä saa olla epäreilua kilpailua. EUn kansalaisten on pystyttävä pääsemään maailman markkinoille ja hyötymään yhteisen vaurauden uudelleenjaosta. Kiitos. Mr. Commissioner. Kiitoksia, komissaari. Nyt EPP, varapuheenjohtaja Karas, olkaa hyvä. Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä esittelijä, hyvät naiset ja herrat. Kuten todettua, niin harmittavat 137,5 miljardia euroa, eli yli 11 prosenttia odotetusta ALV-kertymästä menee verottajalta sivusuun ja yli 50 miljardia arvioidaan petosten arvoksi ja yli 90 prosenttia verkkokaupasta toisaalta tapahtuu maksupalvelutarjoajien välityksellä. Siksi komission jäsenen toimintasuunnitelma ja myös kollegani, kollega Pereiran molemmat mietinnöt ovat hyvin tärkeitä askelia tiellämme sitä kohti, että luodaan yhtenäinen eurooppalainen alue, arvonlisäveroalue ja nämä uudet säännöt, joiden pitäisi vuonna 2021 tulla voimaan, verkkokaupan arvonlisäverotuksen alalla ovat hyvä askel. Tarvitaan järjestelmä, jossa ei ole porsaanreikiä ja on yhteiset säännöt. ALV-petosten tekijöiltä on vietävä työkalut pois käsistä ja ei voida sallia sitä, että verovaroja käytetään väärin. Ja vaikka neuvosto 8. marraskuuta tekikin hyviä ratkaisuja, niin sen pitää tukea entistä tehokkaammin eurooppalaista yhteistä veropolitiikkaa ja estää petosten tekeminen. Me tarvitsemme oikeudellista yhteistyötä ja yhteistyötä maksupalvelun tarjoajien ja veroviranomaisten välillä ja rajat ylittävissä maksutapahtumissa on saatava kerättyä tietoja ja voittava kerätä tietoja petosten torjuntaa varten sekä tarvitaan keskitettyä järjestelmää, jolla näitä maksutapahtumia voidaan valvoa. Kiitos paljon. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten SD-ryhmästä kaksi minuuttia edustaja Monar. Köszönöm a szót, elnök Az Európai Unió egyik legfontosabb... Kiitoksia. Yksi EUn tärkeimpiä tehtäviä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ja meidän täytyy taata se kaikille kansalaisille. Osa tätä on oikeudenmukainen verotus. Ja EU:ssa ja meidän täytyy tehdä tälle asialle jotain ja meidän täytyy tukkia porsanreijat ja meidän täytyy varmistaa, että meillä on yhteistyötä. Meidän täytyy muistaa myöskin monikansallisten yritysten verotus. Itse tulen maasta, jossa arvonlisävero on yksi korkeimpia Euroopassa, 27 prosenttia. Ja EU tietysti katsoo tätä asiaa, koska käy välillä niin, että verovarat eivät kulkeudu oikeaan paikkaan. Tässä nyt on miljardeja mennyt verotulia sivusuun ja me tiedämme, että tähän liittyy riskejä, kun ajatellaan sosiaaliturvaa, terveydenhuoltoa ja koulutusta. Tämä heikentää sosiaalista oikeudenmukaisuutta yhteisessä Euroopassa – ja tämä myöskin heikentää eurooppalaista demokratiaa ja rauhaa. Veropetokset. No meillähän on nyt tämä ehdotus. Tätä on yhdessä muokattu ja haluamme varmistaa, ettei, etteivät veroja maksa ainoastaan ne, joilla on perheyritys tai jotka ovat palkansaajoja, vaan kaikkien pitää maksaa näitä veroja, eikä kukaan saa väärinkäyttää järjestelmää. Siksi tarvitaan yhteistyötä yksittäisten viranomaisten välillä. Tietoja pitää vaihtaa kaikkien tahojen välillä, jotta me pystymme torjumaan rajat ylittäviä ALV-petoksia. On tärkeää, että tästä asiasta hyväksytään laki. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten Renew-ryhmästä neljän minuuttia. Edustaja Kovarik. Kiitoksia. Puhemies, komissaari, ensin haluaisin osoittaa iloni sen suhteen, että olette sitoutuneet tekemään veropetoksista prioriteettikysymyksen kaudellanne. Saatte valtavasti tukea varmasti myös Euroopan parlamentista. Sanoittekin, tässä mainitsitte lukuja, VAT-vaje pikkuhiljaa vain nousee, mutta komission arvioiden mukaan sen pitäisi olla vielä noin tällä hetkellä 137 miljardia vielä vuonna 2018 ja korkea luku todella, niin kuin muutkin kollegat ovat sanoneet ALV, petos, rikolliset käyttävät rajat ylittävää kaupankäyntiä. Tätä kautta saadaan 50 miljardia menetettyjä tuloja Lainsäädäntö, josta keskustelemme tänään, auttaa drastisesti vähentämään menettyjä tuloja johtuen petoksista rahoitusjärjestelmissämme. Nämä vahingot ovat haitallisia ei vain hallitukselle, se, se tuntuu koko taloudessa ja siksi tämä haittaa suurta määrää rehellisiä yrityksiä, erityisesti PK-yrityksiä EU-ssa. Tämän takia tuen täysin EUn ponnisteluja puuttua puutteisiin arvonlisäverojärjestelmässä Euroopassa. Euroopan parlamentin kannalta katsottuna me olemme korostaneet, kuinka tärkeää on sopiva lainsäädäntö tällä ajatellen nykyaikaa. Meidän pitää valvoa tätä jatkuvasti ja varmistaa, että meidän sääntömme sopivat tarkoitukseensa ja saavutetaan tehokkuus tavoite ja petoksen vastaisessa, vastaisessa toiminnassa. Ei pidä unohtaa aikaa ja rahaa, jota tähän menee, erityisesti pienemmissä yrityksissä, kun ne keräävät ja raportoivat ALV-verotiedoista viranomaisille. Tämän takia meidän ryhmällemme on hyvin tärkeää, että uudet säännöt eivät lisää turhaa hallinnosta taakkaa, joka voi estää pienempien yritysten ponnisteluita kasvaa aivan erityisesti rajat ylittävästi sisämarkkinoilla kollegat, Euroopan lainsäädännön pitää suuntautua tulevaisuuteen tällä alueella ja keskittyä siihen, että sitä voidaan soveltaa äh, uusissakin yritysmalleissa tulevina vuosina. Siksi minä arvostan kovasti sitä, että parlamentti aivan erityisesti on viitannut digitaalisiin kysymyksiin mietinnössä koska käyttöympäristö tulee enemmän digitaalista. Haluaisin rohkaista myös ALV-viranomaisia pohtimaan sitä, että kehitettäisiin tekoälypohjaisia ratkaisuja, joilla puututtaisiin petoksiin. Aivan erityisesti tekoäly voitaisiin käyttää luomaan riskimalleja, joiden kautta voitaisiin tunnistaa epänormaalit kysymykset järjestelmässä. Näin tekoäly voi tehokkaasti kerätä tällaista tietoa. Kun lisätään tehokkuutta, voimme kohdistaa toimen, toimemme karusellipetoksiin erityisesti juuri tähän tehokkaammalla tavalla. Lopuksi haluaisin kiittää esittelijää ja kollegoja heidän yhteistyössään työstään näissä kahdessa asiassa. Me laadimme kaksi mietintöä, jossa käydään läpi parlamentin prioriteettikysymyksiä, erityisesti mitä tulee hallinnollisen yhteistyöhön ja maksupalvelun tarjoajiin. Uskon, että nämä ovat oikeita toimia, joita tarvitaan verokeruun alueella. Tämä lisää toisaalta rätyyttävää yhteistyötä ja tätä kautta voidaan taistella myös veropetoksia vastaan. Kiitos. Thank you very much. Now... Kiitoksia. Sitten vihre... vihreistä edustaja Urta Sun. Kiitoksia. Näitä toimia tarvittiin, koska verkossa ALV-petokset maksavat EUlle 5 miljardia vuodessa. Mutta sähköinen kaupankäynti lisääntyy ja tämä tulee edelleen kasvamaan ja tähän täytyy nyt puuttua. Meidän täytyy korostaa yhteistyötä veroviranomaisten välillä. Se on tärkeää, kun meillä on sisämarkkinat, niin kuin meillä on EU-ssa, jossa on paljon rajat ylittävää kaupankäyntiä. Veroviranomaisissa pitää olla riittävästi hallintoa, jotta voidaan torjua veronkiertoa, mutta ikävä kyllä näin ei aina käy. Uudistus on osa ALV-uudistuksia, joilla parannetaan sääntöjä EU:ssa, mutta yksi tärkeä asia, jota tämä uudistus ei kata, mutta jota pitää tarkastella kiireellisesti, on ALV-vapautus ilmailualalla. Ei ole loogista, että ilmailualan ei tarvitse maksaa ALVtä, kun kaikki muut alat sitä maksavat, erityisesti kun komissio esittelee vihreän kehityksen suunnitelman ja se täytyy nyt mukauttaa kaikki lainsäädäntö näihin COP-sitoumuksiin, jotka tehtiin Pariisissa. Kiitos. Now on behalf... Kiitoksia. Ja sitten ID-ryhmästä Edustaja Beck, kaksi minuuttia. Frau Präsidentin, werte Kollegen, Mehrwertsteuerbetrug. Hyvät kollegat, hyvä puhemies, ALV-petokset ovat todellinen ongelma, mutta komissio esittää vain näennäisiä ratkaisuja. Reseptiin kuuluu lisää valvontaa ja verojen maksimointia. 130 miljardia pienempi kertymä kuin odotettua ja tämä tarkoittaisi kansalaista kohden 267 euroa komission laskelmien mukaan, siis menetettyinä veroina. EUn kulutusverot ovat maailman korkeimpia. Eurooppalaiset maksavat keskimäärin tuplat siihen verrattuna, mitä muut muissa maissa. Kanadan tai Japanin verrattuna maksamme kolmin nelinkertaisesti myös henkilöverotuksessa ja sosiaaliturvamaksuissa ja menoissa EU on huippua. Missään valtioiden käsi ei mene niin syvälle niin moniin taskuihin kuin Euroopassa. Siksi olisi oikeus odottaa kehdosta hautaan luksuskohtelua kansalaisille, loistavia päiväkoteja, kouluja, yliopistoja, sairaaloita ja korkeita eläkkeitä. Kuitenkin eläkkeet laskevat, reaalipalkat ovat, polkevat paikallaan ja teollisuuskin polkee paikallaan, velkatakka kasvaa. Miksi? EUn ja hallitusten pitää nyt olla viimein rehellisiä. Ne tarvitsevat enemmän aina vain enemmän rahaa monikulttuurisen fantasiansa ja LGBTI-vähemmistöjä tukevan fantasiansa toteuttamiseen. Siksi veronmaksajia kuormitetaan ja valvotaan eri tavoin. EU tarvitsee vähemmän veroja ja enemmän demokratiaa ja sitä kansalaiset haluavat. Now on behalf of the European... Seuraavaksi ECRstä e puolitoista minuuttia edustaja Jutsika. Dobrý večer. Ďakujem za slovo. Kiitoksia puhemies. ALV-petokset ovat yksi merkittävimmistä veropetoksen muodoista EU:ssa. Komissio on arvioinut, että julkistalous menettää jopa 137 miljardia vuodessa. Nämä rahat siis menetään koulutuksesta, terveydenhuollosta ja muut joutuvat sitten maksamaan enemmän veroja. Rehelliset ihmiset joutuvat maksamaan tämän vajeen. Joten EU pitäisi toimia. Ei ole kuitenkaan ihan totta, että tämä olisi ongelma ympäri Eurooppaa. Jos katsotaan taulukkoa jota tässä näytän teille, voitte nähdä, että ALV-vaje veronkeruussa, mikä sen taso on eri jäsenvaltiossa. Parhaiten pärjäävät maat, kuten Luxemburg tai Kypros, siellä kuilu on alle prosentti tai vaje, mutta toisaalta huonommissa maissa vaje on jopa yli 30 prosenttia, siis 50 kertaa huonompi tilanne kuin näissä hyvissä maissa, joten pyytäisin komissiota komissiota laatimaan analyysin, laadukkaan analyysin, joka perustuu objektiivisiin tietoihin. Tätä kautta voisimme tehdä päätöksiä parhaalla mahdollisella tavalla perustuen faktoihin eikä perustuen sattumanvaraisiin mielipiteisiin tai tunteisiin. Ja parhaimpia käytäntöjä pitäisi jakaa muiden maiden kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia GUE-NGL-ryhmästä. Kaksi minuuttia. Varapuhemies Papadimoulis, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen Gentiloni, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Olette täällä nyt ensimmäistä kertaa. Nyt puhutaan hyvin laajasta veropetoksesta ehdotuksesta. Ja se, mitä parlamentti haluaa nyt komissiolta, on se, että toimitaan tehokkaammin, kun torjutaan tätä laaja-alaista petosta vastaan. Nämä lukemat ovat ihan kammottavia, siis 137 miljardia vuodessa, ja tämä on teidän laskelmanne komissiosta. Tällaiset veropetokset lankeavat sitten lainkuuliaisten kansalaisten harteille. Ja se sitten taas supistaa hyvinvointivaltiota ja rikkoo yhtäläisiä kilpailumahdollisuuksia yrityksiltä, koska me suosimme silloin petoksentekijöitä ja rankaisemme niitä, jotka maksavat veronsa. Me tarvitsemme enemmän yhteistyötä EUn tasolla, tehokkaampaa verojen valvontaa ja tiukempia pakotteita sääntöjen rikkojille. Enemmän ja parempaa Eurooppaa. Me tarvitsemme lakeja, säädöksiä, sääntöjä ja rahaa. Ja on nyt aika tärkeää, että neuvosto ei ole mukana tässä keskustelussa – neuvosto on pyytänyt sitä ja tätä, sitten komissio lupaa sitä ja tätä, ja sitten neuvosto jää kokouksista pois. Mutta pu- puheenjohtajavaltio Suomen ehdotus rahoituskehyksistä ehdottaa rahoituksen supistamista ohjelmista, jotka liittyvät veronkiertoon. Siis supistus olisi 40 prosenttia verrattua siihen, mitä me olemme ehdottaneet, ja miinus 20 prosenttia verrattuna edelliseen kauteen. Tämän vitsi. Me tarvitsemme enemmän toimia ja enemmän tuloksia. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten sitoutumattomasta edustaja Overgaard Nielsen. Any decision about VAT will affect any... Mikä tahansa ALV-päätös vaikuttaa kaikkiin vapaakauppasopimuksiin EUn ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Britit äänestivät torstaina järkevästi Brexitin puolesta ja Kanada-tyyppisen vapaakauppasopimuksen puolesta EUn kanssa. He äänestivät myös tulliunionia vastaan, yhtenäismarkkinoilla pysymistä vastaan ja eurooppalaista oikeusjärjestystä vastaan. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että vaalit olivat Brexit-vaalit, joten kansan tahto on kuultu nyt toista kertaa, sanottakoon Brexit-kysymyksessä. Kansa on kertonut meille, että he tiesivät myös, mistä he äänestivät 2016. Parlamenttivaalit ovat osoittaneet, että Britannian kansa valitsi vapaakaupan eikä mitään poliittista supervaltaa, kun tämä valinta, valinnan mahdollisuus heille annettiin. Annetaanko eurooppalaisille yleisesti tämä valinnan mahdollisuus vai siirrytäänkö yhä enemmän federalismin suuntaan? Kaikille eurooppalaisille pitäisi antaa tämä valinnan mahdollisuus ja eurooppalaisten pitäisi alkaa tehdä yhteistyötä kansalaisvaltion pohjalta. Tätä kutsutaan demokratiaksi. Tämä voi tuntua oudolta teistä, mutta kaikki eivät kannata keskusjohtoista monoliittista politiikan tekoa. Jotkut meistä todella uskovat demokratiaan. Ja siihen, että jokaisen ääni on tärkeä ja jokaisella on ääni. Jos tämä periaate menetetään, silloin menetetään kaikki, sillä silloin aletaan pelata rikkaiden ja vaikutusvaltaisten vetämään peliä. Next speaker for two. Seuraava puhuja, edustaja Arias Echeveria. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komissaari, esittelijä, kaikki jäsenvaltiot omavat veroongelma, mitä tulee sähköiseen kauppaan, ongelma. Rajatuntiossa äh, menetetään äh, miljardeja. Sitten on todettu myös petoksia palvelun tarjonnassa, vaikkakin tämä on vähempää, vaikeampaa määritellä. Jäsenvaltiot, jäsenvaltiot yksin ei ole tarvittavia tietoja, jotta voivat taata oikean tehokkaan ALV-säännösten noudattamisen tietojen vaihtaminen ei ole aina mahdollista laillisista syistä. Tämä aiheuttaa sen, että yhteistyö, hallinnon yhteistyö on tehotonta, kun pyritään toimimaan veropetoksia vastaan sähköisessä kaupankäynnissä. Tarvitaan uusia välineitä, jotta voimme toimia petoksia vastaan räätyltävissä transaktioissa, sähköisessä kaupassa tiedon vaihtaminen, nopeus päätöksenteossa, ja sääntöjen yksinkertaistaminen ovat olennaisen tärkeitä, kun toimitaan petoksia vastaan tehokkaalla tavalla. Tämän takia tuemme ehdotusta siitä, että luodaan sähköinen järjestelmä, jossa kerätään maksutietoja ja jäsenvaltioiden on velvollisuus kerätä tietoa ja välittää sitä tietoa maksupalvelun tarjoajilta tässä ta- täytyy myös yksinkertaistaa toimintaa ja täytyy harmonisoida kun kerätään tietoja ja missä muodossa näitä tietoja kerätään tällä tavalla toimimme tehokkaammin ja näin pystymme välttämään sen, että maksupalveluntarjoajat joutuvat esittämään saman tiedon eri muodossa jokaisessa jäsenvaltiossa. Tämä tarkoittaa varmasti Tämä olisi tehokas väline toimia petoksia vastaan ja se olisi tehokasta toimintaa ja näin maksupalvelun tarjoajat voisivat säästää aikaa ja resursseja, kun poistetaan esteitä, kun, ja, kun otetaan ja digitaalisia sisämarkkinoita. Haluan onnitella esittelijä Pereira hyvästä työstä. Kiitoksia. Muchas gracias. Now. Kiitoksia. Sitten puolitoista minuuttia edustaja Belka. Mr. President, We are talking about tar- Kiitoksia puhemies. Me puhumme nyt tästä petoskysymyksestä. ALV-petosten torjunta tähtää siihen, että vähennetään tappioita valtion budjetteihin. Meidän täytyy rahoittaa kouluja, sairaaloita tai investoida turvallisiin infrastruktuureihin. Ja tilastojen mukaan ALV-vaje vuonna 2017 oli 137 miljardia euroa. Eli 260 euroa per EU-kansalainen meni hukkaan. Erot jäsenvaltioiden välillä ovat suuria, mutta ei riitä se, että torjutaan ainoastaan veropetuksia. Meillä pitää olla yhteistoimintaa, ainoastaan niin voidaan ratkaista ongelma. Pidän hyvänä komission ehdotuksia liittyen näihin asioihin. Siellä on, on mukana vaatimuksia maksupalvelun tarjoajille ja vahvistetaan yhteistyötä EU:ssa, jotta voidaan torjua ALV-petoksia. Samanaikaisesti haluaisin korostaa kahta asiaa. Komission pitäisi arvioida, pitäisikö virtuaalivaluutat ottaa myöskin mukaan lainsäädännön piiriin ja jotta meillä olisi täsmällisempiä tietoja ALV-vajeesta. Komission pitäisi kehittää yhtenäinen tilastollinen lähestymistapa, jotta voidaan tarkastella tätä ilmiötä. Kiitos. Next speaker. Kiitoksia. Seuraava puhuja, edustaja Ronsa. E, pani przewodnicząca, e, panie komisarzu! E, skala oszustw w Unii Europejskiej w zakresie VAT-u jest ogromna, do końca nie wiadomo jaka. Kiitoksia puhemies Yhteistyö jäsenvaltioiden välillä on välttämätöntä veroasioissa. Meidän ryhmämme tukee komissiota ja neuvostoa, kun toimitaan veron kiertoa vastaan arvonlisäverokysymyksiä, erityisesti mitä tulee digitaaliseen kaupankäyntiin. Näyttäisi siltä, että meidän täytyisi luoda uudenlaisia välineitä, uusia sääntöjä ilman, että toiminta häirintyy. Pitää tietenkin noudattaa aina henkilötietosuojaa. Meidän pitää saada tietoja epäräisistä yrityksistä, jotka toimivat EUn ulkopuolella. Puola viime vuosina on toiminut hyvin tehokkaasti veropetoskysymyksissä. Jotta voidaan taistella ALV-petoksia vastaan tehokkaasti. Tämä olisi hyväksi tietysti kaikille jäsenvaltioille. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja, minuutti, edustaja Morel. Madame la présidente, merci. Kiitoksia puhemies. Globalisaatio ja sähköinen kaupankäynti ovat johtaneet kaikenlaisiin huijauksiin ja nyt kun ajatellaan, kuinka paljon alv-veroja tulisi saada ja kuinka paljon niitä oikeasti saadaan, niin tämä ero on 137 miljardia euroa. Ja omassa maassani Ranskassa kyse on noin 12 miljardia euroa, eli kolme kertaa enemmän kuin eläkevaje. Se on valtava summa. Ja mietinnössä puhutaan jäsenvaltioista, joissa koordinointi on tehotonta ja verohallinto ei ole riittävän valppaana. Mutta meidän täytyy puhua myöskin todellisista syypäistä – Eli kaikista sähköisen kaupankäynnin toimijoista. Meillä on maksupalvelun tarjoajia, mutta meidän täytyy ottaa myöskin Amazon, Alibaba, se discount tarkastelun kohdeeksi. Ne ovat ikään kuin kuolleessa kulmassa tässä tarkastelussa ja ne myyvät tuotteita, joista ei saada ALVtä. Esimerkiksi Ranskassa suuri osa Amazonista myydistä tuotteista ei ole rekisteröity ALV-rekisteriin. Meillä on todellisia veropetostelijoita tässä, eikä Euroopassa voida antaa näiden monikansallisten yritysten jättää verojaan maksamatta. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Sinjic. Kiitos puhemies. Tänään puhutaan veropetoksista ja kun aiheesta puhutaan Kroatiassa, niin on mainittava myös Agrokor. Se on suuri konserni, joka meni konkurssin kaksi vuotta sitten. Alansa suurin Euroopalla, sillä oli noin 60 000 työntekijää. Tämä esimerkki osoitti, että meillä on Kroatiassa kahdet standardit. Siellä ei ole oikeusvaltiota eikä sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Ja Näistä syistä minä olen lähtenyt politiikkaan mukaan. Jos maassa tuntee jonkun, niin voi tehdä mitä haluaa, eikä kukaan voi sille mitään. Kroatiassa on noin 600 suurta veronmaksajaa. 146 yritystä näistä 600 suuryrityksestä on sellaisia, että niissä ei koskaan ole tehty verotarkastusta, ei myöskään Agrokorissa tehty. valvontaa ei ole suoritettu minkään tyyppisten verojen maksamisen suhteen ja 170 näistä 600 yrityksestä oli sellaista, että ALV-tarkistuksia ei ole tehty. Laissa niistä kyllä määrätään, mutta käytännössä niitä ei koskaan tehty. Agrokorin omistaja pystyi te- tekemään ihan mitä huvitti. Hänellä oli käytössään kaikenlaisia rahoitusvälineitä ilman, että kyseltiin vakuuksien perään ja Kroatiasta todellakin on tullut Eldorado veropetosten tekijöille, eräänlainen villilänsi. Kiitoksia sitten kaksi minuuttia, edustaja Stefanec. Pekne, pani predsedajúca, vážené kollegine. Kiitoksia puhemies, kollegat. Olen vakuuttunut siitä, että veropetoksen vastaiseen taisteluun pitäisi olla päätehtäviä viranomaisille ja toimielimille EU:ssa. ssa globalisoidut markkinat, uudet rahoitusvälitteet, digitalisaatio tuovat mukavuutta ja säästöjä mukanaan, mutta myös uusia tilaisuuksia erilaisille rikosryhmille. Petoksista tulee yhä sofistikoituneimpaa ja yksittäisillä valtioilla on vähemmän vaihtoehtoja, keinoja taistella petoksia vastaan yksin. 2017 arvonlisäverokierto oli uskomaton 137 miljardia vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi kymmenestä eurosta, joka olisi pitänyt kerätä veroina, päätyi mafian taskuun ja tämä on rahaa, jota varastetaan meiltä kaikilta kansalaisilta. Tämä on vieläkin vakavampaa sen takia, että juuri veropetos johti Daphne Caruan Galizian murhaan, samoin hänen sulhansa murhaan. Meidän aikanamme tiedosta on tullut yksi erittäin arvokas hyödyke. Jäsenvaltioiden pitää jakaa mahdollisimman paljon tietoa, jotta voit arvioida objektiivisesti käyttää näitä tietoja myös rikostutkimuksessa. Meidän pitää ottaa käyttöön mekanismeilla vältetään verokiertoa esimerkiksi kryptovaltojen avulla rikosperustavat yritykseen eri jäsenvaltioiden sitten harjoittavat monimutkaisia transaktioita keskenään, käyttävät erilaisia eroja lainsäädännössä hyväkseen ja huonoa tiedonantoa jäsenvaltioiden kesken. Verím, že nová Európska komisia ich identifikuje a v súčinnosti s Toivon, että komissio puuttuu näihin puutteisiin ja yhdessä komis- eh, parlamentin kanssa voi vähentää sen, niiden varojen mm, määrää, joita menetetään petosten takia. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta yksinkertaisesti verotusjärjestelmää niin, että voimme puuttua heihin, jotka käyttävät väärin järjestelmää. Kiitos. Seuraavana minuutin puheenvuoron saa herra Kuzmiuk. Olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, panie komisarzu. Luka w podatku VAT w całej Unii sięga 140 miliardów rocznie, jak tu parokrotnie już było mówione na tej Kiitos. 140 miljardia euroa per vuosi, se on se määrä, joka menee hukkaan melkein Euroopan unionin talousarvion määrää. Tietysti tilanne on erilainen eri jäsenvaltioissa. Puolassa on onnistuttu tätä ALV-vajetta alentamaan 24 prosentista 12 prosenttiin ja tänä vuonna tämä ALV-vaje on vain 10 prosenttia. Toivottavasti muut jäsenvaltiot ottavat Puolan tässä kohdassa esimerkki maaksi. Meidän on puututtava näihin haasteisiin, joita verohallinnolla on nykyään ja pitää puuttua myös digitaalisten alustojen rooliin. Se on kasvamassa. Tämä tekee verohallintojen työn vieläkin vaikeammaksi. On vaikeampaa torjua näitä ALV-petoksia. Ehdotus tiedonvaihdosta ja keskustietojärjestelmän luomisesta hyödyttäisi kaikkia jäsenvaltioita. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Manders, kaksi minuuttia. I don't see him. En näe edustaja Mandersia, joten seuraavana puheenvuoro Edustaja Puksaden Vijaeba, minuutti. En näe myöskään tätä edustajaa, joten puheenvuoron saa edustaja Thaler. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, parhaat kollegat, arvon yleisö siellä, jotka seuraatte kokousta. Minä puhun paitsi Euroopan parlamentin jäsenenä myös IT-alan yrittäjänä. Kuulimme, että 2017, että 137 miljardia euroa jäi keräämättä. No se, ei, se on kyllä hyvin merkittävä osuus, ajatellen ihan nämä vaikkapa monivuotista rahoitus kehystä tai vastaava summa, jonka annoimme seitsemän vuoden aikana kasvua ja työllisyyttä tukeviin toimiin. Tämä tekee kyllä hyvin selväksi sen, miten välttämättä me tarvitsemme sääntöjä ALV-petosten torjumiseksi. Yksi muu syy vielä on, ovat petokset, alvepetokset e-kaupassa. Jäsenvaltioilla ei ole tarvittavia tietoja ja näin ollen niiden on hyvin vaikea puuttua eh, petoksiin. No, tämän eh, ehdotuksen kautta jäsenvaltiot eh, saavat hyvät välineet käyttöönsä, jotta kansainvälisen sähköisen kaupankin alalla ALV petoksia saadaan torjuttua ja näin välitämme merkittävän viestin PK-yrityksillemme, joiden verotaakka jo nyt on se kaikkein painavin. Kiitos. Thank you very much. Now we... Kiitos paljon. Sitten jatkamme menettelyä ilman puhujaluetteloa. Edustaja Kebina, minuutti. Domnule komissar. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen. Minä olen hyvin luottavainen komission jäsen, koska mehän olemme keskustelleet tästä aiheesta jo edellisellä kaudella me olemme pyrkineet löytämään yhdessä sellaisia välineitä, joilla voimme tätä vitsausta vastaan taistella. Pitää paikkansa, että komissio on jo näitä välineitä tunnistanut, esimerkiksi Eurofisk, ja sen valtiot voivat vaihtaa sen kautta tietoja, mutta ikävä kyllä edelleenkin rajat ylittävää ALVn kiertoa tapahtuu. Sitä tapahtuu jäsenvaltioiden välisessä viennissä ja myös kolmansista maista tapahtuvassa Viennessä. Tässä toimii tällaisia varjotoimijoita. Voitaisinko ajatella muita välineitä, joilla voidaan tätä ilmiötä vastaan taistella, koska PK-yritykset eivät ole näiden ALV-rikosten takana, vaan kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta ja sieltä löytyvät syylliset. Me tarvitsemme toisenlaisia välineitä taistellaksemme tätä ilmiötä vastaan. Vuonna 2016 250 miljardia on tämä vaje, mutta edelleenkin tämä on suuri työsarka. Thank you very much for... Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Potos, minuutti. Vice President, stimați colegi, domnule comisar, sunt total de acord că... Kiitos, mm, arvon varapuhemies. TVA. Crearea unui sistem electronic... Kiitokset haluamme eh, kiittää tästä. Ja nyt kun halutaan luoda keskitetty maksujärjestelmä, se on eh, luotettava vain siinä tapauksessa, että kaikki jäsenvaltiot eh, ovat osa ja osallistuvat tähän järjestelmään mahdollisimman hyvällä tavalla. Haluaisin kiinnittää huomioon vielä siihen, että on jäsenvaltioita, joilla ei ole teknistä hallinnollista kapasiteettia ottaa tätä järjestelmää käyttöön aivan täysin. Ähm, ne tarvitsevat aikaa teknisten ja hallinnollisten toimiensa vahvistamiseksi ja tukea tätä varten. Lisäksi tulisi löytää vielä keskitettyä järjestelmää varten nopeita ratkaisuja, jotka ovat joustavia, kun digiala kehittyy jatkuvasti. Kiitos. Very much. Next speaker. Kiitos paljon. Seuraavaksi minuutin puheenvuoron saa edustaja Cehodaru. Doamna Kiitos puhemies herra Gentiloni, niin täytyy sanoa, että olen hyvin huolestunut ensimmäistä kertaa parlamentin jäseniä, kun kuulen, että alvepetosten määrä on sama suuruinen kuin Euroopan unionin talousarvio. Nämähän ovat varoja, joita pitäisi käyttää terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Nämä ovat varoja, jotka menevät hukkaan. Me tarvitsemme keskusjärjestelmä, mutta se on vaikea panna täytäntöön. Ehkä meidän pitäisi puhua ennaltaehkäisemisestä. Ehkä me tarvitsemme ennaltaehkäisevä veronkantoa kaikissa jäsenvaltioissa. Kaikkea monikansallisia yrityksiä pitäisi valvoa. Meidän pitää nyt kyllä puuttua asiaan. Myös Euroopan uusi syyttäjäviranomainen, sen pitäisi puuttua asiaan. Kiitos paljon, herra Gentiloni. Sanon aivan suoraan, että hän haluaisi olla teidän paikallanne. Niin tämä on hyvin vaikea kamppailu. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Gentiloni. Olkaa hyvä. <clears throat> Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Kiitos kaikille tämän keskustelun laadusta ja myös siitä tuesta, laajasta tuesta joita ehdotuksemme ovat saaneet. Minulla olisi vain kaksi kommenttia tässä vaiheessa. Aivan niin kuin monet ovat sanoneet, hallinnollinen yhteistyö on tässä prosessissa keskeistä. Jäsenvaltioiden veroviranomaisten tulisi käyttää täysin hyväkseen olemassa olevat ja uudet välineet. Toiseksi on ilmeistä, että tarvimme myös uusia toimia, kunnianhimoisia toimia sen takia, että tämä ongelma on niin laaja. Me teemme työtä käsi kädessä ja ilmoittaisinkin teille, että komissio järjestää aiheesta konferenssin. Siellä voidaan keskustella siitä, miten tätä verovilpivastaista taistelua ja Äh, huijauksia vastaan voidaan taistella ja toivon, että parlamentin panos tähän konferenssiin on sitten keskeinen. Me saamme konferenssista tuloksia, joita voimme käyttää uudessa toimintaohjelmassa, kun teemme tämän pitäysten vastaisen ohjelman ja valvomme sen toteutumista. Ja parlamentin panos tässä aiheessa on tärkeä Voitte täysin luottaa minun sitoutumiseeni tulevien viiden vuoden aikana, kun pyrimme varmistamaan sen, että saamme oikeudenmukaisen veroympäristön Eurooppaan. Tämä on sekä parlamentin että komission yhteinen sitoumus. Kiitos puhemies. Thank you very much, Mr. Kiitos paljon komission jäsenelle ja nyt viimeisen puheenvuoron saa edustaja Pereira esittelijänä. Olkaa hyvä. Muito obrigada, senhora presidente. E Kiitoksia puhemies. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat äh, käyttäneet puheenvuoron ja ylipäätään antaneet tukensa tälle työlle, jotta veron kiertoa ja erityisesti ALV-petoksia saadaan torjuttua Euroopan unionissa. Nämä mietinnöt ovat kunnianhimoisia ja ottavat samalla huomioon, että digitalisaatio muuttaa elämäämme ihan päivä päivältä. Tätä varten tarvitaan erityisiä ratkaisuja ongelmiin, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa myös julkiselle taloudelle jäsenvaltioissa ja ylipäätään myös EUn yleiseen talousarvion ongelmia, eli nämä rahat ovat äh, pois Euroopan kansalaisilta. ARV-petokset äh, sähköisessä kaupassa ovat äh, lisääntymässä, koko tämä kauppa on lisääntymässä. Nyt me kuitenkin pyrimme aikaan saamaan lainsäädäntöä, koska uskomme reiluihin markkinoihin, joissa verotus lisää oikeudenmukaisuutta niin yritysten kuin kansalaistenkin suhteen, näin siis eh, paitsi sähköisessä kaupassa myös muuten. Ja ala voi ylipäätään eh, näin eh, toimia ikään kuin viestin viejänä, muutoksen viestin viejänä koko Euroopalle digitaalisen talouden haasteiden suhteen on oltava kunnianhimoinen, kun ajatellaan asian eri ulottuvuuksia, verot, rahoituskysymykset ovat haastavia, niin kuin kaikki tiedämme. Niihin liittyy erilaisia välineitä ja, ja näitä varoja tarvitaan kasvua varten kaikissa talouksissa. Kiitos. Debate is closed. Kiitos. Näin päätämme tämän yhteiskeskustelun asiasta. Äänestämme huomenna. Seuraava kohta esityslistalla on yhteiskeskustelu Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenten nimittämisestä kaksi mietintöä kummassakin esittelijänä. Edustaja Dinali, kaksi eri Euroopan keskuspankin jotkone jäsentä. Siis muistutan, että on mahdollista pyytää sinisen kortin puheenvuoroa tai puheenvuoroa nimettelyssä ilman puheen puheluetteloa. Tästä ohjeet on saatavilla. Nyt antaisin esittelijä edustaja Tinallille puheenvuoron kuudeksi minuutiksi arvoisa puhemies. Huomenna äänestämme näistä kahdesta mietinnöstä. Niissä parlamentti ilmaisee kantansa, vaikka kansa ei ole sitova, kahden uuden Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämiseen. Viime kuukausien aikana neuvosto on ehdottanut meille Fabio Panetten ja Isabel Schnabelin nimiä. Keskuspankki on ilmaissut molempien ehdokkaiden suhteen myönteisen kantansa. Me olemme saaneet neuvoston puheenjohtajan kirjeen. Siinä osoitetaan, että molemmat henkilöt ovat ammattilaisia sekä äh, rahapolitiikan taikka sitten äh, keskuspankkitoiminnan alalla. Fabio Panetta on käyttänyt 30 kymmenvuotisen uransa keskuspankkiirina. Hän on ollut tärkeissä tehtävissä sekä kansallisella, Euroopan että kansainvälisellä tasolla. Ja tällä hetkellä hän toimii varapääjohtajana Italian pankissa. Isabel Schnabel on arvostettu tutkija tärkeässä eurooppalaisessa yliopistossa ja viiden vuoden ajan hän on ollut myös Saksan neuvoantavan neuvoston jäsen. Ekon valiokunta esittää jätti ehdokkaille yli 50 kysymyksen kysymyskaavakkeen ja järjesti myös julkisen kuulemisen. Suuri tuke, jonka Fabio Panetta ja Isabel Schnabel saivat tuekseen, osoittaa sen suuren arvostuksen, jota Ekon valiokunta osoittaa näitä erinomaisia ehdokkaita kohtaan. Mietinnöt eivät vain ilmaise meidän tukeamme Fabio Panettalle ja Isabel Schnabelille, niissä muistutan niistä taisteluista, joita Euroopan parlamentti on käynyt tässä jo hyvän aikaa. Ennen kaikkea kyse on nimitysmenettelystä, jossa parlamentti olisi paremmin mukana. Totta kai me arvostamme sitä, että meidän pyyntömme jälkeen euroryhmän puheenjohtaja sen Teenu kertoi, mitä ehdokkaita mihinkin tehtävään on saatu. Tämä toki oli äh, avoimuutta verrattuna edelliseen, mutta me toistimme pyyntömme siitä, että neuvoston tulisi ennen jokaista suositusta välittää parlamentille luettelo ainakin kahdesta nimestä, jossa olisi siis mukana nainen ja mies. Vain tällä tavalla on mahdollista taata yhtäläiset mahdollisuudet sekä naisille että miehille tässä valintamenettelyssä, kun kyse on huipputehtävistä toimielimissä. Näin ollen voitaisiin edistää myös hallinnossa sukupuolten välistä tasa-arvoa. Olemme saaneet jo tuloksia aikaiseksi. Kuuden kuukauden aikana puolet keskuspankin johtokunnasta on uusiutunut ja kolme näistä jäsenistä on naisia. Kolmas osa johtokunnasta muodostuu naisista ja yksi heistä on myös nimitetty EKPn pääjohtajaksi. Sitä ei pidä unohtaa. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Jokunen kuukausi sitten eurooppalaiset sanomalehdet julkaisivat EKPn johtokunnasta valokuvan. Sehän on myös hallintoelimenä EKPssä ja kuvassa oli vain yksi ainoa nainen, itse pääjohtaja Lagarde. Tämä ei tietenkään johdu nimitysmenettelystä, vaan siitä, että EKPn johtokunnan tämä osa koostuu kansallisten keskuspankkien pääjohtajista ja he kaikki sattuvat olemaan miehiä. Näin ollen on selvää, että meidän pyrkimyksemme saada aikaiseksi su- sukupuolten välillä tasa-arvoinen edustus toteutuu vain niin, että tämä prosessi toteutetaan myös kansallisissa instituutioissa. Tästä syystä vetoamme neuvostoon, jotta se edistäisi meidän viestiämme ja veisi sen kaikille jäsenvaltioille. Lopuksi haluaisin todeta, että meidän tukemme näille erinomaisille ehdokkaille on meidän velvollisuutemme, kun haluamme varmistaa EKPn sääntöjen mukaisen toiminnan ja haluamme myös säilyttää toimielinten välisen yhteistyön. Tämä ei kuitenkaan vähennä sen taistelun tarvetta, jota me käymme hyvin päättäväisesti myös jatkossa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron komission jäsen Gentilonille. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvä Irene Tinelli. Me kaikki tiedämme, miten tärkeä Euroopan keskuspankin rooli on taloudellemme. Pankki on ollut keskeisen tärkeässä roolissa talouskriisin hallinnassa. Rahapolitiikka on onnistuneesti käyttänyt sen käytössä olevia välineitä talouden elvyttämisessä ja näin se on pystynyt vakavan lamakauden välttämään. On hienoa nähdä suosituksenne näissä kahdessa mietinnössä ensinnäkin demokraattisen vastuuvelvollisuuden takia perussopimukset ja Euroopan keskus, takaavat Euroopan keskuspankin riippumattomuuden. Niin Tätä periaatetta Euroopan komissio täysin puolustaa. Vastuu, velvollisuus on tärkeää. Ja toiseksi, kun katsotaan komission kollegion kokoonpanoa, niin voi nähdä, että tämä komissio on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa. Olen vakuuttunut, että sellaiset julkiset instituutiot, kuten komissio ja Euroopan keskuspankki, ovat erityisen vastuuvelvollisia tässä suhteessa. Tästä syystä tuen parlamentin vaatimusta sukupuolten tasa-arvoisesta edustuksesta kaikessa Euroopan unionin toimielimestä. Tätä edustaja Tinali juuri kuuluttikin. Kuten aivan oikein mietinnössänne aikaisemmin tänä vuonna panitte merkelle, kaikkien pitää tehdä enemmän, jotta voimme saavuttaa edistysaskeleita. Mutta meidän pitää huolehtia näitä tärkeinä aikoina Euroopan keskuspankin toimintakyvystä, kun, varsinkin kun niin, tätä instituutiota itseään ei voi suuttaa, syyttää virheestä nimittämisprosessissa. EKP on lisäksi viime vuosina yrittänyt parantaa toimintaansa tällä rintamalla ja olen varma, että siellä edelleen pyritään sukupuolten tasa-arvon, tasa-arvoa edistää puheenjohtaja Lagardin, pääjohtaja Lagardin johdolla. Nyt kun Rova Lagarde on tullut virkaansa ja Ursula von der Leyen on komission puheenjohtajana, on hienoa nähdä, että naiset täyttävät kaksi erittäin tärkeää EU-virkaa. On hienoa kuulla teidän mielipiteenne tästä asiasta ja odotan innolla yhteistyötä Euroopan keskuspankin kanssa. Kiitos. Kiitos komission jäsenelle ja nyt poliittisten ryhmien puolesta EPPn nimissä seuraavaksi edustaja Fäbää. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, parhaat kollegat. Euroopan keskuspankin johtokunnassa muutos, muutoksen tuulet puhaltavat Lagarde, Panetta ja Schnabel tuovat uusia nimiä ja sitten vielä neljäs uusi nimi piakkoin, eli neljä yhteensä uutta kasvua johtokuntaan EKPssä. Kun ajatellaan sen menettelytapoja, niin niitä ehkä tullaan kyseenalaistamaan keskuspankin rahapoliittisen strategian tarkastelu, joka viimeksi tarkastettiin 2003, on ihan oikea askel. Ja tämän tarkastelun puitteissa mielestäni olisi hyvä mennä hiukan syvemmällekin, koska keskuspankin mandaattia siinä ei kuitenkaan tarkastella. Se liittyy ihan sopimuksiin ja siihen ei EKPn omien toimien kautta voi muutosta tulla. Kun sitten ajatellaan hintavakautta, mitä se merkitsee uudella vuosituhannellamme? Pääekonomisti kuvaili vastikään rakenteellisia toimio, tekijöitä, demografista muutosta, muutosta kohti palveluyhteiskuntaa, turvallisten sijoitustuotteiden kysynnän kasvu. Kaikki nämä laskevat korkoja, mutta jos analyysi pitää paikkansa, niin EKP tulee ottaa myös seuraava askel. Eli jos tasapainottava korko pitkällä aikavälillä laskee, niin Euroopan keskuspankin tulisi sitten myös pohtia esimerkiksi tätä kahden prosentin inflaatiotavoitetta mutta eh, joka ei tässä vaiheessa enää olisi mielekäs. Eli rahapolitiikkaa täytyy eh, tarkastella, jotta myös eh, säästöt tuovat voittoa jatkossa. Me odotamme tiivistä yhteistyötä e- uuden EKPn ja Euroopan parlamentin välillä. Kiitos paljon. Thank you very much. Next. Kiitoksia. Seuraavaksi ST-ryhmän nimissä kahden minuutin puheenvuoron saa edustaja Fernandes. Kiitoksia puhemies. Tervetuloa komission jäsen. Huomenna äänestämme näistä ehdokkaista. EKPn johtokunnan täydentämiseksi ja nämä kaksi ehdokasta jotka joitain viikkoja sitten kävivät Ekon valiokunnan kuulemiset läpi, täyttävät vaatimukset aivan täysin voidakseen osallistua EKPn päätöksentekoon. Ja mm, kun sitten ajatellaan samaisen menuutta puheen pääjohtaja, niin uusi kausi alkaa ja samalla on hyvä myös tarkastella uudelleen pankin toimintatapoja. Luonnollisesti sen mandaatti on ikään kuin kiven hakattu, eh, mutta mandaattiin kuuluvat sitten rahapolitiikan konkreettiset toimet, jotka niin, ne kuitenkin voivat olla keskustelun aiheena. Kun ajatellaan rahapolitiikkaa, niin 2003 jälkeen, eh, eli yli 15 vuotta sitten, siihen tehtiin viimeksi muutoksia. Ja sen jälkeen paljon on tapahtunut, korkotaso on laskenut, eh, vastauksena muun muassa digitalisoitumiseen ja väestökehitykseen. Ja näin ollen rahapolitiikan mahdollisuudet ovat nyt hyvin rajalliset, kun tuo luonnollinen korkotaso on huomattavasti laskenut. Mandaattiin kuuluu myös muita tavoitteita ja meidän täytyy pohtia, voimmeko esimerkiksi hinnat ottaa huomioon ja täytyykö pohtia myös inflaatiotavoitetta, ei niinkään hintakehityksen, vaan hintavakauden puitteissa. Ja sitten tuo digitaalimaailma, joka avaa rahapolitiikalle ihan uuden maailman. On tärkeää, että EKP on valmis näihin uusiin haasteisiin ja että nämä kaksi uutta jäsentä johtokunnassa tuovat selkeyttä tilanteeseen. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Renew Europe-ryhmän nimissä Puheenvuoro saa edustaja Karikano, neljä minuuttia. Ähm, el Banco Central Europeo ha sido la única... Kiitoksia äh, puhemies. Euroopan keskuspankki on ainut toimija, joka on vahvasti toiminut rahoituskriisin ratkaisemiseksi kaikkien eurooppalaisten edun nimissä. Kuitenkin suuri yleisö ei ole tyytyväinen. Se katsoo, että EKP ehkä puuttuu asioihin liikaa ja lika ja tämä nyt johtuu siitä, että rahapolitiikka on itse asiassa ainut puoli, joka tässä nyt on käytössä. Esimerkiksi laman torjumiseksi, kun jäsenvaltiot eivät hoida omia tonttejaan. Me tarvitsemme esimerkiksi eurooppalaisen työllisyysmallin ja muita toimia, antisyklisiä toimia, jotka voitaisiin ottaa käyttöön. Halutaan luonnollisesti riippumaton EKP, joka toimii aina riippumattomasti ja samalla haluaisimme, että jäsenvaltiot tekisivät enemmän. Nämä kaksi nyt nimitettävää johtokunnan jäsentä äh, ovat äh, todenneet kuulemisissaan, että haluavat vahvaa äh, tulevaisuuteen katsovaa Euroopan keskuspankkia ja sen politiikkaa. Kun tarkastellaan rahapolitiikan toimia, niin näiden lisäksi myös tiedottamispolitiikka on hyvin tärkeää. Ei saa olla niin, että nationalistiset, populistiset mediat syyttävät EKPtä kansalaisten varojen ryöstämisestä. Meidän on osattava selittää kansalaisillemme EKPn päätökset ja ne täytyy voida perustella hyvin. Tämä kuuluu paitsi keskuspankille myös meille Euroopan parlamentissa. Meidän täytyy myös olla tehokkaampia ja, ja ponnekkaammin äh, torjua populistien valheita. Mm, ja meidän täytyy selittää kansalaisille, miksi äh, päätöksiä tehdään niin kuin niitä tehdään. Meidän, me tarvitsemme äh, uskottavaa rahapolitiikkaa vauraan Euroopan tulevaisuuden nimissä. Ja kun nyt tarkastellaan näitä uusia johtokunnan jäseniä, Schnabelia ja Panetta, niin äh, luotamme heihin ja Renew äh, Europe-ryhmä uskoo, että he ovat kaksi hyvää ehdokasta. Tulemme äänestämään heidän puolestaan. Uskomme, että he tulevat tekemään oikeita päätöksiä ja äh, osaavat myös sitten kansalaisille selittää nämä päätökset. Ähm, valiokunnassa keskustelimme myös näistä nimitysprosesseista ja sukupuolten yhtäläisistä mahdollisuuksista Um. Ei voi olla niin, että puolet kansalaisista eivät äh, ole edustettuna johtokunnassa. 24 jäsenestä vain yksi on tällä hetkellä ollut nainen. Ja äh, jo maaliskuun äh, päätöslauselmassa vaadittiin, että jäsenvaltiot tarjoaisivat aina kahta ehdokasta, yhtä miestä ja yhtä naista, joista sitten Euroopan parlamentti valitsisi pätevämmän ja soveliaamman. Muuten tasa-arvoon ei päästä jäsenvaltion, joiden jäsenvaltioiden täytyy tehdä enemmän, kun asia kuuluu niiden toimivaltaan. Minä olen taloustieteen professori, olen työskennellyt alalla jo 25 vuotta ja voin vakuuttaa teitä siitä, että tällä alalla on hyvin paljon päteviä naisia ja on vaikea selittää, että miksi heitä on niin kauhean vaikea löytää näihin toimiin. Ja tosiaan minunkin mielestäni oli kyllä aika häpeällinen tuo valokuva, joka EKPn johtokunnasta levisi, kun paikalla oli vain yksi nainen. Ja toivon, että jäsenvaltiot tekevät nyt myös oman tonttinsa kuntoon. Kiitos. Kiitos. Vihreiden ryhmän nimessä kaksi ja puoli minuuttia seuraavaksi. Edustaja Kiikol, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Me vihreät tuemme Isabel Schnabelia ja Fabio Panettaa näihin virkoihin. Täytyy kuitenkin käyttää tämä tilaisuus hyväksi kertoakseen, miten tähän on nyt tultu. Jo vuosia parlamentti on sanonut, että se haluaa tasa-arvoisemman sukupuolten edustuksen talouspolitiikan huippuvirkoihin EU-ssa, eikä se ole onnistunut tähän mennessä. Pitää kyllä tietenkin myös syyttää meitä itseämme, mutta tässä on nyt käynyt niin, että parlamentti on sanonut selkeästi, että me haluamme aina tasa-arvoiset ehdokasluettelot, jotta voimme sitten pätevyyden perusteella valita kummankin sukupuolen edustajista, eikä neuvosto edelleenkään onnistunut tässä, että ja nämä huippuvirat, niistä tulee kansallisen politiikan kohde sanotaan, että no, joskus Italiasta joku, e, joku Saksa tästä niin joku pienestä jäsenvaltiosta, mutta näin e, ei saada pätevimpiä ehdokkaita eikä myöskään sukupuolta tasa-arvoista edustusta. Sitten me tarvitsemme instituutioiden välisen sopimuksen siitä, miten me tulevaisuudessa voimme saada järkevän sukupuolten tasa-arvoisen edustuksen aikaiseksi ilman, että ketään ehdokasta syrjitään. Komission pitäisi tällainen instituution välinen sopimus sitä avittaa, jotta saamme tällä talouspolitiikan alalla paremman edustuksen aikaiseksi, mutta pitää kuitenkin kysyä, onko tässä kyse pelkästään tällaista henkilökysymyksestä. Olisiko näin todellakin ollut, jos EKPn pääjohtaja olisi ollut nainen, olisiko ollut niin, että vuosiksi Vuosiksi ollaan rahapolitiikka määrätty, näinhän Mario Draghi on tehnyt jo tuleva, tuleviksi ajoiksikin. Siksi on oikein, että uusi pääjohtaja on nyt sanonut, että nyt uudistetaan rahapolitiikkaa ja tämä on nyt meidän, meidän tilaisuutemme perussopimusten rajoissa uudistaa rahapolitiikkaa ja edistää EKPn roolia ja myös ottaa tämän alhaisten koron politi- korkojen politiikan sivuvaikutukset tässä käsittelyyn. Kristin Lagarde sanoi myös, että vain yhteisellä rahapolitiikalla ja vain täydel, täysimääräistämällä raha- ja talousunionin, vain näin voimme onnistua. Ja parlamentti pitäisi myös tätä ajaa. Kiitos. Seuraavaksi edustajan saa ID-ryhmän nimissä edustaja Rinaldi. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Meidän valtuuskuntamme suhtautuu äh, myönteisesti äh, tohtori Fabio Banettan nimitykseen. Hänhän on Italian äh, nimittämä ehdotus ja hänellä on hyvin korkea profiili pätevyytensä näkökulmasta. Hän toimii myös riippumattomasti. Kun katsomme asiaa pelkään, pelkästään ansioiden pohjalta, niin hän on toiminut Italian keskuspankissa kaikista arvostetuimmassa rahapoliittisessa laitoksessa. Tässä yhteydessä haluamme kuitenkin kiinnittää parlamentin huomion siihen, että toivomme, että Euroopan keskuspankin uusi johtokunta toimii todellakin sääntöjen mukaisesti riippumattomasti Katsomme, että tämä negatiivisten korkojen politiikka, jos se jatkuu ajallisesti, johtaa paradoksaaliseen tilanteeseen. Toisaalta likviditeettisäännöt, jotka johtavat siihen, että on pyritty stimuloimaan taloutta huomattavalla tavalla, ei ole muuta kuin marginaalisesti vaikuttanut reaalitalouteen, eli kuluttajiin ja euroalueen yrityksiin. Se on myös luonut valtavia kestävyysongelmia kun ajatellaan esimerkiksi eläkerahastoja ja muita institutionaalisia sijoittajia. Toivomme, että määritellään sellainen toiminta viivästyksittä, jotta päästään hyvään tulokseen niin, että myös tasolla kaksi ja kolme toimitaan ja näin voidaan suojella myös säästäjiä, tallettajia euroalueella – ja suojaudutaan riskeiltä. Katsomme, että Euroopan keskuspankin johtokunnan tulee valvoa tarkkaavaisesti myös ESMAn valmistelutyötä, jos jossakin jäsenvaltiossa jotakin tapahtuisi. Tämä liittyy tasoon kolme kun markkinoilla on kielteisiä arvioita kehityksestä, niin tämä vaikuttaa luonnollisesti myös julkisen rahoituksiin ja voi johtaa myös siihen, että tehdään aivan sattumanvaraisia valintoja, kun kyse on kvantitatiivisista seikoista. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi ECR-ryhmän nimessä puheenvuoron saa edustaja Van Overtveld. Minuutti ja 30 sekuntia. Thank you. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission sen Gentilone parhaat kollegat. Euroopan keskuspankki on jo kymmenen vuoden ajan ajanut hyvin ekspansiivista politiikkaa rahoituskriisin ja eurokriisin akuuttissa vaiheessa. Tälle oli hyvät syynsä, mutta nyt äh, näemme, että tämä on johtanut yhä enemmän tällaisiin tahattomiin sivuvaikutuksiin. Nostan tästä kolme esiin. Ensinnäkin säästöjen kannattamattomuus, tuottavuuden heikkeneminen ja tällaiset ikään kuin zombiyhtiöt. Ja sitten kolmanneksi rahoitusvakauden kärsiminen. Ja nyt kyllä tällä uudella Pääjohtajalla on hyvin paljon tehtävää, ihan niin kuin kahdella uudella johtokunnan jäsenellä, Schnabelilla ja Panettallakin. Molemmat tekivät aivan erinomaisen vaikutuksen kuulemissa tilaisuuksissa valiokunnassa ja he saavat kumpikin meidän tukemme. Lopuksi puuttuisin kuitenkin Schnabelin aika erikoiseen puheenvuoron kuulemisessa. Hän totesi, että aika harvat ihmiset tietävät, mitä tapahtuu. Minä protestoin heti ja hän lupasi, että että jatkossa tulee eh, tekemään kaikensa, jotta keskuspankin viestintä olisi selkeämpää ja kansalaiset ymmärtäisivät, että mistä viestitään. Kiitos. Nyt GUE NGL-ryhmän nimissä puheenvuoron saa edustaja Kusmao. Minuutti. Kiitos puhemies. Kun Mario Draghi oli virassa, Yritettiin ajaa rahapolitiikkaa, mutta talouskasvu oli keskinkertaista tuona aikana ja riskejä on edelleen. Näitä riskejä rahapolitiikassa ei voi jättää huomiotta. Uudet jäsenet, jotka on nimitetty, heiltä kysyttiin, ovatko samaa mieltä EUn politiikassa, politiikasta, ähm, kun käytetään tällaisia budjettivälineitä, jotka ovat paljon isompia kuin mitä meillä on tällä hetkellä halusimme kysyä EKPltä siitä, miten voitaisiin kasvattaa työpaikkojen määrää ja tasa-arvoa. Me kysyimme myös, minkälaisia ideoita heillä olisi EKPlle, että EKPkin voisi torjua ilmastonmuutosta ja niin edelleen. No, vastaukset, jotka saimme Fabio Panettalta, olivat tyydyttäviä meidän kannaltamme. Siitä syystä me äänestämme hänen puolestaan. Rova Schnabelin vastaukset eivät olleet yhtä tyydyttäviä, mutta ne eivät kuitenkaan myöskään johda siihen, että äänestämme vastaan, varsinkin kun me tarvitsemme sukupuolten tasa-arvoista edustustosta johtokunnassa. Johtokunnan pitää nämä ongelmat sukupuolten tasa-arvoisessa edustuksessa kyllä selättää. Kiitos. Seuraavaksi sitoutumattomien ryhmästä edustaja Castaldo, puolitoista minuuttia. Valitettavasti tämä ehdotaja ei olekaan salissa, joten puheenvuoron saa edustaja Berger. Kaksi minuuttia. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Puhemies, komission jäsen, minäkin haluaisin aivan ensiksi rouva Schnabelia ja herra Panettaa onnitella ja toivottaa heille hyviä kortteja. Nyt sitten uudessa tehtävässään kaikkien katseet ovat nyt kohdistuneet Euroopan keskuspankkiin ja sen toimintaan ja meidän tulee nyt käyttää tilaisuutta hyväkseen esittääksemme tiettyjä huomioita. Vuosien ajan olemme olleet äärimmäisen löysän rahapolitiikan piirissä ja rahaa on painettu hyvin paljon. Ja nyt voidaan todeta, että keskuspankin rahapolitiikka aiheuttaa epätasapainoa Eurooppaan. Kaikki yhteiskunnat eivät ole osakkeenomistajien yhteiskuntia ja monet ovat nimittäin säästäjien yhteiskuntia ja nyt nämä säästöt sulavat sitten ja häviävät kun säästöt ovat uhattuna, niin tämä aiheuttaa kyllä suuria ongelmia. Ja Euroopan keskuspankin riippumattomuus on hyvin keskeinen asia ja siksi vetoankin näihin uusiin nimettäviin johtokunnan jäseniin, joita me EPP-säkin tuemme, että ajavat vahvasti tätä viestiä johtokunnassa. Ehkä olisi hyvä käynnistää keskustelu myös siitä, onko kahden prosentin inflaatiotavoite edelleen ajanmukainen ja täytyykö se saavuttaa hinnalla millä hyvänsä. Minä siis toivon, että nämä henkilöstömuutokset käynnistävät sisältökeskustelun mahdollisesta Euroopan keskuspankin suunnanmuutoksesta ja toivotan todella menestystä kaikille asianosaisille näissä pyrkimyksissä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Markias, kaksi minuuttia. Mikrofoni. Yeah, now it's okay. No niin, Kiitos puhemies komission Gentiloni. Uusi poliittinen sykli on käynnistynyt. Meillä on rohkea suunnitelma tulevaisuutta varten ja nyt on aika saada tuloksia aikaiseksi. Keskuspankin pääjohtaja ja johtokunta toimivat eurooppalaisten prioriteettien mukaisesti omassa roolissaan. Täytyy pystyä sopimaan pienistä asioista, mutta myös uudistuksista. Emme voi vain jatkaa tätä talouden sykliä tekemättä mitään muutoksia. Emme voi luottaa ainoastaan rahapolitiikkaan, joka toki on oleellisen tärkeää, mutta se ei yksin riitä. Me tarvitsemme vahvaa investointisuunnitelmaa. Tarvitsemme myös budjetin äh, vakauttamiseksi äh, sitten, kun vaikea hetki joskus koittaa. Meidän on myös toimittava ilmaston hyväksi ja talouden hyväksi ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden hyväksi. EKPllä on tärkeä rooli. Meidän on analysoitava sen mandaattia ja ottaa huomioon myös modernit eurooppalaiset prioriteetit. Me pidämme myös johtokunnan jäseniä vastuullisina, jotta pidetään kiinni aiemmista sitoumuksista rahapolitiikan suhteen myös tällä kaudella – jos saamme EKPltä johtokunnalta lupauksen siitä, että rahapolitiikka edelleenkin on elvyttävää, niin sitten meidän täytyy huolehtia muusta talouspolitiikasta. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Urtasun kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Euroopan keskuspankin epätyypilliset toimet ovat pitäneet euron pinnalla, koska jäsenvaltiot eivät toimineet, eikä tässä voi vihjailla, että nämä toimet olisivat olleet lainvastaisia, niin kuin täällä jotkut ovat vihjailleet. Eh, unionin tuomioistuin on eh, kanteisiin vastatessa on todennut, että kaikki keskuspankin toimet ovat olleet täysin lainmukaisia. No, kun ajatellaan sitten vaikkapa kiinteistökuplaa, joka on syntynyt tai muuta asiat, niin ne ovat rahoitusmarkkinoita epävakauttaneet. Ja tietenkin nyt täytyy sitten katsoa, miten koko rahapolitiikkaa lähdetään suuntaamaan tulevina kuukausina. Mm, ajatellaan vaikkapa myös vaikutuksia ilmastopolitiikkaan. Tiedämme, että kuukausien ja taas kuukausien ajan monet osto ovat olleet fossiilisiin perustuvia ja tähän tulee nyt muutos. Moniin haasteisiin EKP mielestämme on vastannut erittäin myönteisesti, siksi vihreäryhmä tulee antamaan sille tukensa, mutta ei voi olla niin, että jatkossa ei saada aikaan sukupuolten tasa-arvoa johtokuntaan tuo valokuva, jossa todella Äh, edustettuna olivat yksi nainen Lagarde ja sitten loput miehiä, niin se oli häpeällinen, koska Euroopan rahoituslaitoksissa on hyvin, hyvin monia todella päteviä naisia, niin heitä kyllä löytyisi myös keskuspankkiin. Ja meidän Euroopan parlamentissa on huolehdittava nyt siitä, että me saamme äh, näitä sukupuolten tasa arvon johtavia toimia läpi, muun muassa sen, että jäsenvaltioiden täytyy esittää kahta ehdokasta kunkin. Ja kun ajatellaan ihan näiden kaikkien toimielinten hyvää toimintaa, niin uskon, että nämä kahden hengen listat tulevat olemaan jatkossa välttämättömiä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro saa edustaja Syvän. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Katsoin näitä ansioluetteloita näiden kahden jäsen ehdokkaan kohdalla, enkä näe mitään syytä vastustaa näitä ehdokkaista, mutta itse esittäisin tämän johtokunnan monimuotoisuuden kysymyksen ja pitäisi myös kysyä, onko tämä inflaatiotavoite 2 prosenttia epärealistinen. Entä sitten valuutta, virtuaalivaluutat? ja, ja eh, miten EKP tukee sitten jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikkaa? Me olemme jo toteuttamassa uutta rahapolitiikkaa joka puolella maailmaa. Neoklassiset teoriat ovat epäonnistuneet. Globalisaatioteoriat ja vapaakauppa ovat epäonnistuneet ja joka puolella maailmaa eh, nähdään, eh, että valitaan Donald Trump ja Boris Johnson – minä uskon kansalliseen itsemääräämisvaltaan. Uskomme, että nämä asiat tulevat nyt esityslistalle. Meidän uskon uudenlaiseen rahapolitiikkaan. Ja siksi kun minä puhun monimuotoisuudesta, minä haluaisin kysyä tältä parlamentilta, että eikö EKPn johtokuntaan pitäisi tulla digitaalisia asiantuntijoita – jotka muistuttaisivat myös siitä, että rahapolitiikka on itsemääräämisen väline, se on poliittinen väline ja se myös edistää yhteiskuntien sosiaalista vakautta. Rahapolitiikka ei voi olla, rahapolitiikka ei voi olla kestävää, jos tätä tuota kestävissä yhteiskunnissa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Carthy, minuutti. Me tiedämme, että EKP jakautuu, kun kyse on strategiasta tulevina vuosina. Äh, haluttiin mm, elvyttävää politiikkaa, mutta täytyy muistaa, ketkä hyötyvät tästä toimesta. EKP on nimenomaan ollut vaatimassa budjettikuria. Pohjoiset maatkin ovat nyt uhanalaisena ja näyttää siltä, että mm, toiminta muuttuu EKPssä. Siellä eivät pelkästään taistele haukat ja kyyhkyt, vaan täytyy pohtia niitä vaikutuksia, joita EKP-toimilla on euroalueella. Se luo esimerkiksi asuntokuplia ja hinnat työntävät ostajat ulos markkinoilta. On hyvä, käsiteltävä sitä, että EKPn toimet ovat paisuttaneet joidenkin harvojen omaisuutta, mutta tavalliset työntekijät ja perheet eivät ole tästä hyötyneet. Nyt kaikkia vaihtoehtoja on oltava harkinnassa, mukaan luettuna suorat maksut kotitalouksille ja vihreät investoinnit. Kiitos. Kiitos. Edustaja Castaldo on nyt tullut myös saliin, joten hän saa puheenvuoron. Puhemies, hyvät kollegat, haluaisin lisätä muutaman pohdinnan Fabio Panettan nimityksen suhteen EKPn neuvoston. Hän on todellakin pätevä ammattilainen, kun otamme huomioon hänen rahapoliittisen ja keskuspankkikokemuksensa. Hän on ollut päätoimijana myös keskuspankissa. Hän on Italian keskuspankin kautta osallistunut jo Euroopan keskuspankin johtokunnan toimintaan ja hän on ollut myös eurooppalaisessa pankkialan seurantatoiminnassa mukana. Hän on ollut todistamassa tämän rahoitus- ja pankkikriisin vaikeimpia hetkiä. Hän on valvonut sinnikkäästi myös eurooppalaisten etujen toteutumista. Neuvostossa on ollut myös ristiriitaisuutta ja tämä on näkynyt myös pankin johdossa. Se ilmastonmuutos, kryptovaluukat, rahanpesu ja niin edelleen. Olemme varmoja, että tämä on kuitenkin pätevyyteen pohjautuva valinta ja pohjautuu niille periaatteille, joita hän on osoittanut myös oman hienon uransa aikana. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Haider. Ah, pyydän anteeksi, puhemies sanoo edustaja Tang ensiksi. Thank you, President. Kiitoksia, puhemies. Tervetuloa komission jäsen Gentiloni. Joskus yksi kuva sanoi enemmän kuin tuhat sanaa, kun Lagarde tuon, twiittasi tuon ensimmäisen kuvan Äh, johtamastaan äh, EKP-johtokunnan kokouksesta, niin kyllähän tämä kuva oli todella äh, uskomaton kristallikruunujen alla Lagarde ja 24 miestä. Joudun kyllä katsomaan vielä toisen kerran, että mitä onko todella näin vuonna 2019. Olisin kuvitellut, että näin voi olla ehkä De Gaulin tai Jean Monnetin aikoihin, mutta että nyt. Monet meistä olemme tottuneet miesvaltaisiin tapahtumiin, tapaamisiin, mutta kyllä tämä yksi kuva nyt osoittaa, että meidän on tehtävä jotain. Minä henkilökohtaisesti ja sosiaalidemokraatit Euroopan parlamentissa vaativat ja vaadimme jatkossa niin mies- kuin naisehdokkaankin esittämistä, kun näitä johtokunnan paikkoja avautuu. Olen täysin selkeänyt tämän asian suhteen, jos neuvosto ei päivitä nimitysprosessiaan uudelle vuosituhannelle. Meidän tulisi äänestää vastaan. Ei voi olla niin, että puolet kansalaisista, puolet väestöstä jäävät päätöksenteon ulkopuolelle kun ajatellaan nykyaikaa, niin ei voida toimia näin pölyyntynein vanhoin tavoin. Schnabelilla ja Panettalla on kyllä hyvin paljon työtä edessään ja toivon, että sanoja seuraavat teot. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Haider, kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Euroopan keskus pankki nyt sitten yhtenäistää rintamansa ja pääjohtaja Lakaden näkökulmasta tämä on ymmärrettävä, sillä tulee yllä selvemmäksi, mitä, miten tuhoisaa tämä EKPn matalakorkopolitiikka on. Säästäjät kärsivät, yritykset rikastuvat, kiinteistömarkkinat ylikuumenevat, vuokrat ja tonttihinnat nousevat, kuplia syntyy kuilu kasvaa vain edelleen sosiaaliset jännitteet kasvavat ja miljoonien säästäjien säästöt vaarantuvat. Tää, tällä ei ole mitään tekemistä EKPn eh, tehtävän, varsinaisen tehtävän, eli pintavakauden eh, kanssa. Eh, pelkästään tällaiset konkurssikypset hallitukset tästä hyötyvät. Nyt sitten vaaditaan vain kurinalaisuutta ja tästä Rova Schnabelkin puhui. Rova Schnabel, hän, hänen kolme edeltäjänsä EKPn johtokunnassa luopuivat virastaan en, e, etukäteen juuri tämän matalakorkopolitiikan takia. Nyt ö, halutaan sitten siellä johtokunnassa vain ilman mitään vastalauseita kurin alaisuutta. EKP, EKPtä halutaan nyt väärinkäyttää myös täysin harhaan johdettua ilmastopolitiikkaa varten. Ja tämä jatkaa vain EKPn surullista perinnettä. Kansalaisten edut unohdetaan täysin ja EKPstä tulee pelkästään spekuloijien lopausjärjestö. Rova Schnabel valitettavasti aikoo jatkaa tätä kansalaisia vahingoittavaa politiikkaa. Harmi. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Rigna. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Meitä naisia on äh, väestöstä puolet ja äh, siksi me ansaitsemme myös puolet äh, yhteiskunnasta puolet maailmasta, paitsi puolet kakusta, myös puolet leipomosta ja puolet myös kaikista johtopaikoista niin EKPssä kuin muissakin määrävissä tahoissa. Ja me kaikki nyt tosiaan olemme nähneet tämän valokuvan Lagarde ja sitten 24 miestä, eikä tämä nyt kyllä millään tavalla heijastele nyky-Eurooppaa. Meitä, fiksuja naisia ja fiksuja miehiä, tarvitaan päätöksenteon kaikilla tasoilla. Ja kyllä nyt poikkeuksesta täytyy tehdä sääntö. Meillä on aika paljonkin sanottavaa meillä naisilla, kun puhutaan kestävästä investointi- ja rahapolitiikasta. meidän täytyy yhdessä torjua jäykkiä finanssipoliittisia sääntöjä ja saada aikaan uudistus. Joten arvoisat neuvostoedustajat, ministerit ja hallitukset, päästäkää vihdoin myös naiset eturiviin. Ja arvoisa komission jäsen, te näette, että tämä nimitysmenettely tällaisenaan kelpaa romukoppaan Euroopan parlamentti todella vaatii nyt uusia nimitysprosesseja. Kiitos. Kiitos. Puheenvuoron saa seuraavaksi edustaja Beck, puolitoista minuuttia. Hyvät kollegat, marraskuun puolivälissä Rova Schnabel vaati Twitterissä saksalaisilta taloustutkijoilta taloustutkijoilta jättämään pois EKPtä vahingoittavat lausunnot, nämä mukaan vaarantaisivat euron ja ja sitä paitsi Rova Schnabel pitää saksalaisia ja eurooppalaisia säästäjiä täysin taloutta ymmärtämättöminä. EKPn politiikka on kuitenkin täysin epäonnistunut. Talouskasvu on todella alhaista, verot ovat korkealla EKP itse on rahoitusvakausraportissaan myöntänyt, että rahan ylitarjonta on johtanut osakekurssien liialliseen pullistumiseen ja yritysten velkaantumiseen muun muassa. Vuodesta 2010 lähtien EKPn politiikka on maksanut eurooppalaisilla, eurooppalaisille ja saksalaisille säästäjille 650 miljardia euroa e, ja e, varat ovat menneet e, konkurssimaiden pelastamiseen. Me haluaisimme nyt kuitenkin totuutta EKPtä, EKPtä totuuden johtajana. Kiitos. Seuraavaksi edustaja, edustaja Kra, puolitoista minuuttia. frau präsidentin meine damen und herren! puhemies arvon kollegat tässä suurella mielenkiinnolla kuuntelin puheenvuoroja erityisesti EPPn Berger, joka selitti meille, että on kahdenlaisia yhteiskuntia, osakkeenomistajien yhteiskunta ja sitten säästäjien yhteiskunta. Ja Fabio Panetta teki tämän selväksi, kun hän sanoi, että EKPn toimet eivät sovi Italian pankkien pelastamiseen. Tämä osoittaa, että yksi yhteinen valuutta ei sovi näin erilaisille yhteiskunnille. Ja kun meillä on erilaisia talouden perusrakenteita, niin täytyy kyllä sanoa, että EPP ja Saksan CDU ehkä juhlivat näitä uusia nimityksiä, mutta tämä Italian Fabio Panetta ajaa aivan erinomaisella tavalla eh, ja hänellä on tähän myös akateemiset eh, kyvyt eh, näitä omistajien etuja ja Schnabel, toinen ehdokas on sitten taas omalta osaltaan aivan vastaava toimija. Ja parahin kollega Regnel, kyse on rahasta eikä leipomon puolikkaasta. Näin ollen kyse on laadusta ja pätevyydestä ja se nyt ei niinkään riipu äh, sukupuolesta ja ehkäpä äh, te mieluummin syötte kakkua, kun mietitte näitä talousasioita. Kiitos. Seuraavaksi menettely ilman puhujaluetteloa, mutta en nyt näe puheenvuoropyyntöjä, joten edu- äh, komission jäsen Gentiloni. Kiitos puhemies. Ennen kuin päätämme keskustelun, lienee asianmukaista kiittää Benoit Curetä siitä erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt EKPn johtokunnan jäsenenä viimeisten kahdeksan vuoden aikana. Me olemme myös kiitollisia Sabin Lautenschlägerille hänen panoksestaan johtokunnan jäsenenä niin ikään ja hänen roolinsa oli ottaa käyttöön eurooppalainen pankkivalvonta. Niin kuin tiedätte, komissio ei ole mukana nimitysprosessissa. Mutta totta kai arvostamme kovasti johtokunnan molempia jäseniä ja heidän pätevyyttänsä ja voimme yhtyä parlamentin sitoumukseen, josta täällä kuulimme useissa puheenvuoroissa, jotta saisimme paremman sukupuolten välisen tasa-arvon sekä pankkiin että myös muihin talouden alan toimijoihin. Mielellämme kuuntelemme teidän näkemyksiänne myös makrotalouden poliittisista toimista euroalueella. Tänäänhän meillä tähän tarjoutuu mahdollisuus. Lisäisin tähän oikeastaan vain yhden kommentin. Viime vuosien aikana Euroopan talouden stimulointi tehtävä on koitunut yksinomaisesti eh, rahapolitiikan tehtäväksi euroalueella. Jotta saisimme tehokkuutta aikaan, tarvittaisiin myös rakennepolitiikka, rakenneuudistuksia ja eh, finanssipolitiikkaa. Tietysti täytyy pitää mielessä se, että kestävyys ennen kaikkea vahvasti velkaantuneissa maissa Kuitenkin finanssipolitiikalla voidaan kysyntää lisätä ja kasvua tukea. EKPn pääjohtaja Lagarde korosti tätä myös omassa puheenvuorossaan hiljaa parlamentin edessä. En voisi olla tästä enempää samaa mieltä. Kiitos puhemies. Kiitos arvoisat jäsenet. Kiitos komission jäsenelle. Nyt haluaisin lopettaa tämän, päättää tämän yhteiskeskustelun tähän. Äänestämme asiasta huomenna. Seuraavaksi siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Kyseessä on suullinen kysymys, jonka aiheena on globaalin digitaalitalouden oikeudenmukainen verotus BEPS 2.0. Muistuttaisin, että jos haluatte käyttää puheenvuoron, joko sinisen kortin puheenvuoron tai puheenvuoron menettelyssä puhujaluettelo voitte käyttää, tehdä sen joko perinteisesti tai käyttäen koneäänestysjärjestelmää. Nyt esittelijä Tina lisää puheenvuoron. Dear Commissioner, 240... Kiitos. 240 miljardia dollaria. Näin paljon arvioiden mukaan verorahoja jää kantamatta digitaloudesta. Berkeleyn yliopisto arvioi, että vuonna 2016 40 prosenttia isojen yritysten voitoista siirrettiin veroparatiiseihin. Monissa valtioissa tämä tarkoittaa sitä, että menetetään suuria määriä verovaroja, joilla voitaisiin kattaa esimerkiksi koulutuksen, terveydenhuollon, julkisten palveluiden, eläkkeiden tarpeet, puhumattakaan sijoituksesta fyysiseen ja digitaaliseen infrastruktuuriin, kaikkiin näihin asioihin, jotka hyödyttävät kansalaisia ja myös kaikenlaisia yrityksiä, pieniä ja isoja, kaikkien pitäisi osallistua, mutta kun kansalaiset ja pk-yritykset osallistuvat ja maksavat reilun osuutensa jopa 40 prosentin veroasteen mukaisesti, niin samalla monet monikansalliset yritykset eivät maksa reilua osuuttaan, eikä se, tämä ole enää hyväksyttävissä. Tämä tilanne luo sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ongelmia, mutta myös vääristää markkinoita ja luo epäoikeudenmukaista kilpailua. Me puhumme paljon tasa-arvoisten mahdollisuuksien rakentamisesta, mutta veroasiassa ähm, mahdollisuudet eivät ole todellakaan tasapuolisia. Kyllä totta kai me haluamme palkita tehokkuudesta ja innovoinnista, mutta tämä pitäisi tapahtua verotuspuitteissa, joissa kaikkia, kaikkiin sovelletaan samoja sääntöjä. Siksi on hienoa, että 130 maata on OECD-tasolla neuvottelemassa uudistuksesta, jotta voitaisiin puuttua näihin haasteisiin. Ekon valiokunnan nimissä esittelen tänään suullisen kysymyksen tästä uudistuksesta ja me vaadimme komissiota ja jäsenvaltioita sopimaan kunnianhimoisesta EUn kannasta näissä neuvotteluissa. Kiitos komission jäsenille osallistumisesta tähän keskusteluun ja kysymyksemme vastaamisesta. vastaamisesta. Ensimmäisen kysymys kuuluu, miten komissio aikoo varmistaa yhteisen EUn kannan näitä digitalisaatiosta aiheutuvia verohaasteita koskevissa kansainvälisissä keskusteluissa. Entä miten komissio aikoo varmistaa, että nämä ensimmäisen pilarin ympärillä käytävät kansainväliset keskustelut ovat yhtenäisiä ja johdonmukaisia EUn ehdotusten kanssa tällä alalla. Kolmanneksi, miten komissio valmistelee tällaisen mahdollisesti aikaansaatavan kansainvälisen sopimuksen täytäntöpanoa? Entä jos tällaista kansainvälistä ratkaisua ei valitettavasti saada aikaan, milloin ja miten komissio aikoo toimia koordinoidun EU-vastauksen varmistamiseksi. Parlamentti odottaa komissiolta aktiivista roolia. EU voi olla keskeisessä roolissa näiden neuvotteluiden ajamisessa, mutta vain jos olemme yhtenäisiä, jos puhumme yhdellä äänellä. Tällä aloitteella parlamentti haluaa nyt esittää kansalaisille kahdesta asiasta. Ensinnäkin meidän pitäisi verotusoikeuksien säännöt uudistaa. Pitäisi mennä pidemmälle kuin fyysinen läsnäolo. Pitäisi ottaa mukaan kaikki isot yritykset, myös digitaalisten palveluiden antaminen toiseksi. Me haluaisimme vähimmäisverotason ei oikeudenmukaiselle tasolle, jotta voitaisiin estää voiton siirtoja ja haitallista verokilpailua. OECDn yhtiöverotilastojen mukaan on sellaisia valtioita, joissa yhtiöveroprosentti on käytännössä nolla, eikä sitä voida hyväksyä. Joten hyvät kollegat, haluaisin lopuksi sanoa, että on aika modernisoida verotussääntöjämme, jotta voimme varmistaa, että isot yritykset maksavat reilun osuutensa veroja sieltä, siellä, missä lisäarvoa luodaan meidän pitäisi katsoa kaikkia monikansallisia yrityksiä, jotka löytävät yhä enemmän tapoja kiertää veroja. Verotusjärjestelmä nykyään luo kilpailun vääristymästä, vie valtioilta tämän oikeuden päättää itse voittojen verotuksesta ja lisäksi suurin osa verotakasta jää kuluttajien ja työntekijöiden harteille, eikä se ole todellakaan, epä, eikä se ole todellakaan oikeudenmukaista. Kansalaiset vaativat verotuksellista oikeudenmukaisuutta ja meidän on vastattava heidän vaateisiinsa. Kiitos. Kiitos esittelijälle seuraavaksi komission jäsen Gentiloni. Madam President, honorable. Kiitos puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, Kiitos edustaja Tinalje siitä, että nostitte kansainvälisen yritysverotuskysymyksen istunnon esityslistalle. Kysymys osoittaa myös sen, miten tärkeä tämä kysymys on sekä Ekon että Takse-valiokunnille ja koko parlamentille. Olen kiitollinen siitä työstä, mitä olette aiheen tiimoilta toistaiseksi tehneet. Onpa ratkaisu mikä tahansa. Komissio puolustaa EUn näkökulmaa. Ja tästä haluaisin kertoa hieman yksityiskohtia. Me teemme rinta rinnan työtä toisaalta sen suhteen, että haluamme modernisoida kansainvälisiä yritysten verosääntöjä, haluamme verottaa digitaalisia toimintoja, vaikkakaan välttämättä ei ole fyysistä läsnäoloa tietyllä markkina-alueella. Kyse on niin, niin sanotusta ykköspilarista. Toiseksi haluamme puuttua liialliseen verokilpailuun toisessa pilarissa, jotta voimme tarttua näihin haasteisiin ja saamme kansainvälisen sopimuksen. Meidän on löydettävä kansainvälisiä ratkaisuja, jotka käsittelevät, huomioivat digitaalisia liiketoimintamalleja silloin, kun toimitaan sellaisilla oikeudenkäyttöalueilla, joissa ei ole tätä fyysistä läsnäoloa haluamme myös puuttua liialliseen kansainväliseen verokilpailuun ja sulkea vielä olemassa olevat äh, porsareijat. Me pyrimme kansainvälisellä tasolla globaaliin ratkaisuun. Ennen kaikkea haluamme neuvotella parhaasta mahdollisesta ratkaisusta jäsenvaltioiden ja EUn näkökulmasta. Haluan myös vahvistaa, että sisämarkkinoiden erityispiirteitä kunnioitetaan kaikissa ratkaisuissa, joihin kansainvälisissä keskusteluissa päädytään. Me pidämme aina eurooppalaisten yritysten edun mielessä ja teemme työtämme kansalaisten hyväksi. Sen takia haluan päästä näihin tavoitteisiin ilman mitään lisäbyrokratiaa yrityksille. On tärkeää, että kaikki uudet säännöt ovat yksinkertaisia ja helposti hallinnoitavia. Resurssit täytyy myös jakaa tasapuolisesti kansalaisten hyväksi. On tärkeää ymmärtää ehdotettujen vaihtoehtojen vaikutukset molemmissa pilareissa niin, että jäsenvaltiot voivat sitten tehdä perustellun päätöksen. Talousanalyysin alustavat tulokset tuloista ovat toistaiseksi olleet rohkaisevia. Ne antavat ymmärtää, että EU voisi kokonaisuutena hyötyä ykköspilarista ja että kaikki jäsenvaltiot hyötyisivät toisesta pilarista. Komissio on nyt pyytänyt jäsenvaltiolta maakohtaista raportointia, jotta voisi vielä tätä talousanalyysiään jatkaa. Jos päästään globaaliin sopimukseen molemmissa pilareissa, niin EUn on sitten päätettävä siitä, miten täytäntöönpano toteutuu EUn tasolla. Jos sopimusta ei saada tai saadaan vain rajallinen sopimus vuoteen 2020 mennessä kansainvälisesti, niin on päivän selvää, että EUn toimet EU-tasolla ovat sitten valittu ratkaisu ja komissio toimii sitten tältä pohjalta. Kiitos. Kiitos komission jäsenelle. Seuraavaksi EPP-ryhmän nimessä puheenvuoron saa edustaja Ferber. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, parhaat kollegat, aivan ensiksi sydämelliset kiitokseni komission jäsenelle tästä hyvin selkeästä sitoumuksesta, eh, jonka hän juuri, juuri nyt antoi. On hyvin tärkeää, että asiat, jotka viime lainsäädäntökaudella yhdessä kolmessa erityisvaliokunnassa, tutkimusvaliokunnassa totesimme. Nyt pyrimme ratkaisemaan ja paras ratkaisu on tietenkin kansainvälinen ratkaisu, koska veroongelmat eivät suinkaan pysähdy EU-rajoille, ei vaan erityisesti digitaloudesta puhuttaessa nämä haasteet ovat kansainvälisiä ja niihin on vastattava yhdessä kansainvälisesti. Ja siksi pidän erittäin hyvänä että jäsenvaltiot tässä lähtevät aktiivisesti liikkeelle, mutta myös muut tahot tässä viittaa muun muassa Amerikan Yhdysvaltoihin, joka erityisesti digitalouden alalla on merkittävässä roolissa. Meidän täytyy nyt lähteä pois ajatuksesta siitä, että että kaikki on ikään kuin kouriin tuntuvaa toimipaikka ja tehdas ja, ja, ja työntekijät. Eh, ei, nykyään tilanne on täysin toisenlainen, kriteerit ovat täysin uudet ja eh, valitettavasti hyvin usein verotuskysymykset eh, johtavat sitten yrityksen päätökseen toimipaikan valinnasta. Samalla meidän täytyy kuitenkin pitää tilanne hallinnassa. Mä muistuttaisin, että Euroopan unionissa on myös epäreilua kilpailua kumppanien välillä. Myös Euroopan unionin sisällä näihin ongelmiin tulee puuttua. Ja nyt kyllä vaatisin komissiota lähtemään liikkeelle ponnekkaasti paitsi kilpailukomissaaria valtion tuki asioissa myös teitä näissä uusissa veroasioissa. Myös omat veroparatiisimme täytyy kerta kaikkiaan tukahduttaa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi SD-ryhmän nimissä puheenvuoron saa edustaja Fernandes. Kiitoksia. Kiitos puhemies, komission jäsen. Ihan muutama hetki sitten keskustelimme keskuspankin rahapolitiikasta ja nyt puhumme sitten siitä, miten tulisi vastata muiden, tai emme puhuneet siitä, miten tulisi vastata muiden keskuspankkien päätöksiin tai pääomavirtoihin. Emme edes puhuneet niistä reserveistä, joita on kas, kassavarannoista. Ja nyt kun puhutaan ylipäätään rahapolitiikasta, niin jäsenvaltioilla 90-luvulla, kun Euroopan rahapolitiikkaa suunniteltiin, niin, niin ei ollut vielä tietoa kaikesta siitä, mitä tietoa nyt on. Ja nyt meillä on sitten veropolitiikka, tässä rahapolitiikan rinnalla yritykset ovat yhä liikkuvaisempia, suuret monikansalliset yhtiöt, digi, talouden toimijat hyödyntävät kaikkia mahdollisia lain, kansallisen lainsäädännön porsanreikiä välttääkseen verojen maksamisen. Ja jäsenvaltioilla ei sitten ole eh, myöskään poliittisia välineitä käsissään tai ylipäätään välineitä käsissään asian vastaamiseksi. Me tarvitsemme veropolitiikan alalla paitsi koordinaatiota, myös vähimmäissä tasot esimerkiksi yritysverotuksessa. Meillä täytyy olla yhteiset puitteet puitteet, kun puhutaan pääomien äh, liikkumisesta ja siirtymisestä. Ja komission ja Euroopan parlamentin täytyy huolehtia siitä, että Euroopan kansalaisten epävarmuudesta päästään sitä, etteivät he vain ole ikään kuin markkinoiden armoilla. Me tarvitsemme toimia, äh, jotta Euroopan unioni Eh, saa tämän, eh, nämä veroasiat jälleen omiin käsiinsä. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Renew Europe ryhmän nimessä edustaja Karikan. Kiitokset puhemies. Gentiloni, uskomattomia lukuja. Viime vuonna Espanjassa maksettiin eh, neljä mm, Eh, yritys maksoi 400 eh, miljoonasta eh, vain noin 4 miljoonaa veroa, tai sitten Netflix maksoi 3140 euroa veroa. Siis Netflix, kyllä te kuulitte aivan oikein. Äh, ja mitkä sen tulot taas ovatkaan. Äh, todennäköisesti sillä olisi ollut varaa maksaa kaikki yritysverot äh, koko Espanjassa ja tämä ei ole mikään yksittäistapaus, ei vaan tämä osoittaa, miten Suuret monikansalliset yritykset pyrkivät välttämään veroja Euroopan unionissa ja Gentiloni, kun me pyydämme, että kansalaiset maksavat veronsa ja että pienet ja keskisuuret yrityksemme maksavat veronsa, niin, niin miten voimme kustantaa hyvinvointiyhteiskuntamme, jos ne kaikkein suurimpia voittoja käärivät, eivät sitten maksa omia verojaan? Miten käsisämarkkinat voivat toimia, jos kaikki kaikkien pelisäännöt eivät olekaan samat. Tämä on yksi suurimpia haasteita, joita Euroopan unionilla nyt on. Kansalaiset todella odottavat meiltä ratkaisuja, oikeudenmukaisia ratkaisuja. Emme me voi sulkea silmiämme globaalistumiselta ja digitalisaatiolta. Ne ovat muuttaneet maailmaa ja nyt meillä on todella aivan uudenlaisia haasteita, mutta pyrimme vastaamaan näihin 2000-luvun haasteisiin 1900-luvun ratkaisuja käyttämällä ja tämä ei toimi. Nyt tarvitaan sellaisia sääntöjä, jotka estävät tämän veropohjan rapautumisen ja jotka huolehtivat siitä, että oikeudenmukaisuus toteutuu. Ja näitä sääntöjä täytyy hyväksyä kansainvälisellä tasolla. Yksittäiset valtiot eivät voi tehdä yhtään mitään monikansallisten yhtiöiden vallan edessä. Kyllä tämän yhteistyön on oltava jopa Euroopan unioniakin vielä vielä laajempaa. Ja niin kuin täällä todettiin, niin ei riitä, että puhutaan vain digi yhtiöiden äh, verottamisesta. Äh, täytyy puhua kaikista monikansallisista yrityksistä. Eli tarvitaan kokonaisvaltainen, koko OECDn laajuinen ratkaisu ja ratkaisuja. Ja jos äh, OECD ei onnistu toimimaan, niin meidän täytyy sitten ainakin toimia täällä ja me olemme täysin sitoutuneet lähtemään liikkeelle. Eli jos OECD ei äh, onnistu asioita ratkaisemaan, niin Euroopan unionin täytyy tämä epäoikeudenmukaisuus poistaa. Siksi onkin tärkeää, että EU puhuu yhdellä äänellä tässä keskustelussa ja että vaadimme oikeudenmukaisuutta. Me emme voi hyväksyä sitä, että äh, pienyritykset ja pk-yritykset äh, maksavat enemmän veroja kuin monikansalliset suuryritykset. Meidän on puolestuttava hyvinvointivaltiotamme ja saatava sen käyttöön ne varat, jotka sille kuuluvat. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi vihreän ryhmän nimissä puheenvuoron saa edustaja Giegold. Kiitos puhemies. Jo 20 vuotta jo yliopistoajoista lähtien olen ajanut kansainvälistä verotuksen oikeudenmukaista vähimmäisverotasoa, verotuksen avo, avoimuus ja niin edelleen, jotta globalisaation häviäjät eivät maksaisi korkeampia veroja kuin voittaja, jotta markkinaolosuhteet olisivat reilut EU-ssa, mutta myös kansainvälisesti. Ja siksi on kyllä tuskallista nähdä, että kaikista ponnisteluista huolimatta ja kansainvälisestä veroyhteistyöstä huolimatta EU:ssa ja ei kansainvälisesti viime ja toissa vuonna yhtiöiden todellinen verotusaste oli ensimmäistä kertaa alle 20 prosenttia. Tämä alhainen verotusaste ei johdu siitä, että pienet yritykset eivät maksaisi enää veroja, ei vaan siitä, että järjestäytyneet monikansalliset yritykset ovat onnistuneet välttelemään veroja. Emme voi e, saa aliarvioida tämän tuhoisia vaikutuksia tämän verotuksen epäoikeudenmukaisen tämä todellakin vahingoittaa sosiaalisen markkinatalouden ideaa. Siinähän on se idea, että kaikki, kaikkiin pätee samat säännöt markkinataloudessa niin, että kilpailu on reilua. Tämä on myös perusidea Euroopan unionin sisämarkkinoilla, sillä sisämarkkinoilla ei voi tehdä niin, että että on niin suuret verotuksen erot, että se vääristää kilpailuja, kilpailua sisämarkkinoilla, joten tämä todellakin vahingoittaa verotusyhteistyömme oikeutusta ja kansalaiset ovat kyllä huomanneet, että me olemme vuosi, vuosikymmeniä puhuneet tästä ongelmasta, mutta emme ole saaneet haastetta selätettyä mukaan lukien komissio, neuvosto, mutta myös Euroopan parlamentti. Euroopan parlamentti on kaikesta äänekkäimmin vaatinut toisenlaista politiikkaa ja nyt meidän olisi, olisi oltava e- rehellisiä ja sanottava, mitä olemme mitä olemme saavuttaneet? Olemme saavuttaneet sen, että pankkisalaisuutta on rajattu. Ainakaan yksityishenkilöt eivät e, enää voi siirtää rahojaan Sveitsiin piiloon, mutta yritysten kohdalla emme ole tätä saavuttaneet. Yritysten kohdalla me näemme edelleen miljoonia postilaatikkoyhtiöitä. Siellä ei ole taloudellista toimintaa eikä makseta ver- veroja. On hyvä, että OECD-tasolla nyt neuvotellaan, mutta eivät, eivät nämä pienet askeleet riitä. Junckerin komission kaudella me sovimme verojen verovälttelyn torjuntadirektiivistä 1 ja 2, mutta kansainvälisessä lainsäädännössä on niin paljon porsareikiä, että se ei ole kyllä mikään arvoista. Kiinteistöostoja esimerkiksi järjestellään niin, että loppujen lopuksi maksetaan veroja vain 0 prosenttia. Siksi on tärkeää, että lopultakin määrittelemme vähimmäisverotasoja jotka todellakin määrittelevät selkeästi vähimmäistason. On ö, kyllä surullista, että liberaalit ja ö, konservatiivit eivät edelleenkään halua tätä verotuksen vähimmäistasoa. Itävallan, Itävallan parlamentissa juuri kristillisdemokraattien vastarinta saatiin murrettua. Nyt on aika saada todellinen verotuksellinen avoimuus aikaiseksi. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi ID-ryhmän nimissä edustaja Beck. Kiitoksia, puhemies tällä valitetaan sitä, että tapahtuu verovälttelyä tai että konsernit eivät kylliksi maksa veroja. Ja ei tämä nyt ihan perusteetonta ole. Täällä ajetaan nyt globaalia veropolitiikkaa vaikka YK veroviranomaisineen ja digiveroa ja sitten veroasioissa yksimielisyydestä luopumista. Ensinnäkin tässä luodaan uusia ylikansallisia päätöksentekoelimiä ja malleja, jotka heikentävät kansallisen tason päätöksentekoa hyväksi. havaittu tapahtua sellaista, kun nämä sitten nämä niin kutsutut riippumattomat äh, toimijat, kuten EKP tai tuomioistuimet, äh, vesittävät äh, kansalaisia lähempänä olevia päätöksentekotahoja. Me emme halua EUlle uutta toimivaltaa, joka vaatii yksimielisyyttä. Ja artikla 113 eli yksimielisyysartiklahan ei ole Euroopan parlamentin suosiossa ollenkaan. Ja kun nyt sitten puhutaan OECDn verotuspyrkimyksistä, niin näitä verojahan käytetään pankkien pelastamiseen ja laittoman maahan Äh, laittomiin maahanmuuttajiin yksinomaan äh, Saksassa. Äh, näihin menee satoja miljardeja. Tulkaa nyt järkiinne. Kansalaiset haluavat demokratiaa ja oikeusvaltiota, eivät uusia pakkomaksoja näiden maailman pelastusfantasioiden toteuttamiseksi, eivätkä valuuttaa, joka ei ole elinkelpoinen. Kiitos. Seuraavaksi ECR-ryhmän nimissä puheenvuoron saa edustaja Jontsa. Puhemies, komission jäsen. Jos ajattelemme, että me kaikki haluamme taistella aggressiivista verosuunnittelua ja verovirpiä vastaan, niin varmaankin sitten pääsemme yksimielisyyteen. Tällainen taistelu on aivan oikeutettua, mutta meidän täytyisi pyrkiä konsensukseen kansainvälisellä tasolla. Haluamme sellaisen sopimuksen, josta suurin osa maista voisi olla samaa mieltä. Sopimushan vaikuttaa talouteen ennen kaikkea äh, tulevina vuosina kehittyvien maiden ta- talouksiin. Tarvitsemme yksinkertaisia, äh, vankkoja tuloksia, jotka pohjautuvat hyvälle perustalle. Ikävä kyllä toiminta ei ole ollut kovinkaan johdonmukaista. Me olemme tyytyväisiä siitä, että luodaan tämä niin sanottu toinen pilari. Siinähän kyse on toiminnan verottamisesta siinä maassa, jossa toiminta tapahtuu, mutta itse asiassa tilanne kuitenkin on toisenlainen. Tämä sääntö johtaa siihen, että yrityksellä on tytäryhtiö ulkomailla ja se tuottaa siellä palveluja tai tavaroita, mutta ei sitten katsota, missä muualla yritys toimii. Me tarvitsemme siis poikkeuksia näihin sääntöihin, jotta teksti voisi toimia myönteisessä mielessä. Nykymuodessaan se aiheuttaisi haittaa, vahinkoa suuremmalle osalle valtioista. Täytyy ottaa huomioon kaikkien edut. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa GUE NGL-ryhmän nimessä edustaja Gushmaa. Kiitos puhemies. Tämä teksti pyrkii huomioimaan sen, miten kilpaillaan, jotta saadaan pienimmät mahdolliset säännöt tavallisille ihmisille ja myös julkisille palveluille jäsenvaltioissa tämä aiheuttaa vain vahinkoa. Meillähän tulisi olla periaate siitä, että jäsenvaltioiden välillä verotus on tasa-arvoista – nyt jäsenvaltiot laativat strategioita, joilla, joiden mukaisesti sitten muilta jäsenvaltioilta viedään verotuloja. Nyt kun puhumme oikeudenmukaisesta kilpailusta ja tasapuolisista toimintamahdollisuuksista, niin tässähän nimenomaan oikeudenmukaisen kilpailun ehdot rikkoutuvat. Jotkut yritykset pystyvät välttelemään veroja käyttämällä näitä metodeja ja toiset yritykset taas eivät tähän kykene. Näin ollen onkin pettymys, että tekstissä ei selkeytetä ajatusta minimiveroasteesta. Meidän täytyy totta kai puhua toteutuneista veroasteista. Emme voi vain jatkaa niin, että tämä peli jatkuu, vaikkakin sääntöjä sitten hieman viilattaisiin. On tehtävä aivan selväksi se, että ne ihmiset, jotka ovat tämän päätöslauselman taustalla, haluaisivat äh, unionin ryhtyvän omiin aloitteisiin, eikä haluta, että Esitetään vain näitä tavanomaisia tekosyitä. Tämä järjestelmä toimii vain, kun kaikki saadaan mukaan. Kiitos. Seuraavaksi sitoutumattomista. Edustaja Nikolau Alavanos. Puolitoista minuuttia. Τα περί Niin sanottu oikeudenmukainen verotus on osa suurta konfliktia. Monopoliryhmittymät saavat etuja, onko se kauppasodista, kannattavilla aloilla, kuten esimerkiksi digitalous, energia ja niin sanotut vihreät sijoitukset. Kun puhutaan oikeudenmukaisesta verotuksesta, se on aivan sairas vitsi kyllä EUn talousarviokin on pieni verrattuna näihin voittoihin. Työntekijöiden ja kansalaisten nahasta tämä otetaan. Yritykset kattavat 7 prosenttia verotuksesta, muut yli 90 prosenttia. esimerkiksi osinkovero on vain noin 5 prosenttia ja ratkaisut tähän nämä pätevät lähinnä vain normaaleihin ihmisiin, se on pienestä summista. Nykyinen Kreikan hallitus saarnaa siis tällaisia ratkaisuja. Normaalit ihmiset sitten maksavat veroja ja superrikkaat eivät. Esimerkiksi telakan, telakateollisuuden omistajilta otetun verotus kokonaan pois. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Giori. Kiitoksia puhemies. Parhaat kollegat, kyllä nyt on todella korkea aika myös digi alan maksaa veroja. Ei voi olla niin, että Google, Facebook ja kumppanit eivät maksa veroja, vaikka niiden ne saavat todella merkittäviä tuloja. Tässä tarvitaan kansainvälisiä ratkaisuja ja laajat puitteet, laajemmat kuin EU. OECD olisi erinomainen alusta tälle ja tässähän on kaksi pilaria. Ensimmäisenä hyväksyn aivan sataprosenttisesti näin äh, jäsenvaltiot saisivat äh, lisää verotusoikeuksia siellä, missä yritykset ja niiden äh, asiakkaat toimivat. Ja tämä toinen pilari on mielestäni sitten huomattavasti ongelmallisempi, koska ei ole vielä asiaa tutkittu, minkälaisia vaikutuksia voisi syntyä, jos tällainen alin hyväksyttävä verotaso otettaisiin käyttöön. Näin yritykset saattaisivat siirtyä muualle. Ne haluavat optimoida toimintaansa ja siirtyvät sitten sinne, missä verotus on keveämpää. Eli pelkään, että Eurooppa vaarantaisi kilpailukykynsä tällaisen vähimmäisveroasteen käyttöönoton kautta. Ja näin tuettaisiin veroparatiiseja välillisesti Samoin sitten hallinnollinen taakka lisääntyisi. OECDn tulisi nyt toteuttaa tutkimuksia, jotka osoittavat vaikutukset, tehdä siis vaikutusarviot. Lopuksi vielä tällä tekstissä on virke, jossa todetaan, että veropolitiikkaa tulisi harmonisoida enemmän tai vähemmän. No, Minun mielestäni tästä nyt on käyty keskustelua jopa Euroopan unionin piirissä ja näin voitaisiin reilua kilpailua vahingoittaa ja yritykset lähtisivät EU-sta. Me emme saa vaarantaa kilpailukykyämme. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Tang. Eh, eh, Kiitoksia puhemies. Minäpä puhun nyt eh, hollantia. Facebookin ja Googlen tapaiset teknologiajätit, maailman suurimmat yritykset, häden tuskin maksavat veroja ollenkaan ja näin ollen äh, on täysin ymmärrettävää, että tällainen digivero halutaan ottaa käyttöön, jotta edes nämä yritykset äh, maksaisivat veronsa. No ne sitten äh, uhkaavat siirtää toimintansa muualle. Ja mm, nämä uudistukset, joista nyt puhutaan, ovat ehdottoman välttämättömiä. Ähm, meidän sääntömme ovat ajalta ennen globaalistumista ja ennen äh, digitalisaatiota. Ja nyt äh, maista tuntuu siltä, että niiden täytyy keventää veroja entisestään. Ja kun katsotaan Yhdysvaltoja, niin äh, sielläkin on ehdotuksia tehty, mutta Euroopan äh, täytyy kyllä nyt äh, toimia Pariisi, Den Haag ja Berliini, jos ne ajavat näitä neuvotteluja ja samalla sitten haluavat laskea yritysveroja kotopuolessa, niin sehän on todella tekopyhää eikä mitään muuta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Edustaja Pislaru. Kiitos puhemies. Käytän romanian kieltä. Arvoisa komissaari Gentiloni, esittelijä, pitää paikkansa, että tämä keskustelun aihe on äärimmäisen tärkeä. Haluaisin kuitenkin lähestyä tätä kysymystä hieman toisesta näkökulmasta kuin mitä olemme tähän mennessä kuulleet, mutta tulemme samaan johtopäätökseen. Tätä päätöslauselmaa on tuettava. Meidän tarkoituksenammehan ei ole käsitellä monikansallisia yrityksiä ikään kuin kansanvihollisina. Emme me halua käynnistää sotaa suuria monikansallisia yrityksiä vastaan – Euroopassa ja OECDssä kuitenkin on todettu, että valtava määrä verotuloja menetetään sen takia, että on olemassa tällaisia käytäntöjä. Voittoja siirretään maasta tai alueesta, alueelta toiselle. Monissa OECDn jäsenvaltioissa ja EUn jäsenvaltioissa tilanne on sellainen, että kansalaiset haluavat oman äänensä kuuluviin. Täytyy korostaa sitä, että kyse on eettisestä ongelmasta ja yritysten toimintatavoista. Niin ikään tässä on kyse myös kilpailusta jäsenvaltioiden välillä, koska yritykset käyttävät niitä puitteita, jotka olemme luoneet, vaikkakaan ne eivät ole tehokkaat. Jokaisessa jäsenvaltiossa on ongelmia äh, verohallinnon laadun suhteen. Ja kun kyse on verohallinnon toiminnasta tällaisen yhtenäisen, yhtenäisen puitteen täytäntöönpanossa. Me tarvitsemme kattavan ratkaisun, jos, jotta ei synny sitten näitä aukokohtia. Tämä ehdotus voi toimia vain monenvälisesti. Euroopan unioni voi toimia tässä johtajana esimerkin roolissa. Me emme taistele tietenkään monikansallisia yrityksiä vastaan. Ei tämä ole mitään sodankäyntiä, jotta ne maksaisivat enemmän veroja, vaan tämä järjestelmä mahdollistaisi sen, että PK-yritykset eivät jäisi jalkoihin ja vältettäisiin tämä kisa äh, verojen suhteen, kuka tarjoaa pienintä veroastetta. On hyvin tärkeää, että parlamentti välittää myönteisen viestin aiheesta. Ei pidä unohtaa sitä, että tässä ehdotuksessa kyse on yksinkertaisista ennakoitavista säännöistä niin, että markkinat voivat kehittyä. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Urta Shun. Kaksi minuuttia. Kiitos. Oikein tervetullut keskustelu ja päätöslauselma, jonka parlamentti hyväksyy. Tällä viikolla on tärkeää, että Euroopan unioni on avainroolissa, kun digitalisaation globaalistumisen vaikutuksiin puututaan myös verotuskeinoin. Kyllä digijättien täytyy maksaa reilu, reilut verot. Tällä hetkellä näin ei kuitenkaan ole. No, kun ajatellaan nämä äh, yritysverosääntöjä, äh, ne täytyy ajan tasaistaa. Äh, eivät viime vuosisadan säännöt päde enää nyt. Kun ajatellaan tällä hetkellä yritysten toteuttavia varainsiirtoja Äh, sen yhtiön eri osien välillä, niin äh, näitä äh, kohdellaan kuin kyse olisi eri yrityksistä ja näin verot laskevat. Ja kyllä yrityksiä täytyy alkaa käsitellä yhtenä kokonaisuutena OECD on tehnyt ensimmäisiä ehdotuksiaan jo aiemmin. Samoin Euroopan unioni ensimmäinen ehdotus yritysten yhteisestä yhdenmukaisesta veropohjasta torpattiin 2006 ja toinen sitten tässä vastikään. Ja nyt meidän täytyisi EU-ssa kyllä puhua yhdellä äänellä ja unohtaa eroavaisuudet. Täytyy myös olla kunnianhimoinen, pienin yhteinen nimittäjä ei riitä. Yritysten tulee maksaa veronsa siellä, missä myynti tapahtuu, missä niillä on omaisuutta, missä kauppa tapahtuu ja missä asiakkaat ovat. Ähm, kansain, monikansallisia yhtiöitä täytyy verottaa reilusti, tätä vaativat todella myös äh, kansalaiset. Muussa tapauksessa äh, veromaineemme äh, vahingoittuu ja meidän täytyy nyt puhaltaa yhteen hiilen, että nämä kansainväliset neuvottelut onnistuvat. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Kaati. Puolitoista minuuttia. Thank you. Uh, Kiitos, kuten muutkin puhujat ovat sanoneet. OECDn ehdotuksessa on monia myönteisiä näkökohtia, ei vähiten se, että OECD lopultakin tunnustaa, että verotusoikeuksien pitää mennä pidemmälle kuin tämä arm's length-periaate, mutta kehittyvät maat on jätetty pois tästä prosessista ja verotuksen oikeudenmukaisuuden analysoijat ovat todenneet, että OECDn ehdotus vähentäisi veroparatiisissa verotettujen verojen, varojen määrä vain 5 prosenttia. Ongelmana on USAn nykykanta, joka pistää uudistuksen hyvin hataralle pohjalle. Jos nämä ehdotuksen kaksi pilaria hyväksytään tulevaisuudessa, ne edustavat muutosta kansainvälisessä verotusjärjestelmässä oikeudenmukaisuuteen päin. Olen vuosia oma hallituseni varoittanut siitä, että pitäisi pitäisi Pilaakson yhtiöiden verovälttelyjärjestelmiä olla tukematta jäsenvaltiot, jotka ovat kannustaneet veronkiertoa ja veronvälttelyä, niitä pitäisi rangaista. Nyt on korkea aika, että kansalaiset ja kaikki ymmärtävät, että meidän on muutettava perustavanlaatuisesti koko tätä järjestelmää. Pitää valmistautua nyt tähän, sillä tästä saattaa tulla shokki. shokki. Tämä shokki saattaa myös iskeä normaaleihin kansalaisiin. Kiitos seuraavaksi edustaja Del Castillo Vera. Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja, komission jäsen, parhaat kollegat. Digiteknologia tänä päivänä on äh, tullut ikään kuin yhdestä toimijasta esimerkki kaikille toimijoille. Ja kun puhutaan rahoituspalveluista, valmistavasta teollisuudesta, maataloudesta, kuljetuksesta tai niin edelleen. Ja näin ollen verosäännöt, kuten nyt voimassa oleva, jotka liittyvät vanhanaikaiseen toimintamalliin ovat täysin vanhentuneet. Tilanne on nyt täysin toisenlainen. Esimerkiksi voittoa saattaa syntyä maassa, jossa periaatteessa ei olla läsnä kuitenkin ja, ja, ja tulot syntyvät jostain muusta kuin äh, konkreettisesta, konkreettisista asioista. Ja nyt äh, äh, maailmanlaajuiset haasteet vaativat maailmanlaajuisia ratkaisuja ja meidän täytyy muuttaa myös toimivalta rajoja, kun ajatellaan esimerkiksi verotoimivaltaa tai tuomioistuinen toimivaltaa, niin on hyvin monia kysymyksiä, jotka taakkaa. Nekin liittyvät digitalisoitumiseen ja globaalistumiseen ja joihin tällä lainsäädäntökaudella tulemme puuttumaan niihinkin. Nyt puhumme OECDn äh, ajamasta keskustelusta. Euroopan unionin täytyy muistaa keskeinen asia, eli johtajuus. Johtajuus täytyy olla komissiolla, neuvoston äh, perättäisillä puheenjohtajavaltioilla kansalaisilla eh, sekä niiden edustajan Euroopan parlamentilla. Kiitos. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron edustaja Lykille. Minuutti. Eh, madame la Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Me olemme kaikki kuulleet puhuttavan erilaisista verotusskandaaleista, eh, Leaks ja niin edelleen – Yhteistä näille skandaaleille on se, että monikansalliset yritykset pelaavat verojärjestelmien eroilla. Viime vuosina olemme saaneet vähän edistystä aikaiseksi EU:ssa. Meillä on sosiaalista ja verokilpailua, joka on aivan rajatonta. Kollega sanoi juuri äsken, että ei pitäisi nähdä moni kansallisia vihollisina. Eihän siitä ole kyse. Me sanomme vain, että niidenkin tulisi oikeasuhteisesti osallistua yhteiskunnan rakenteiden sosiaalijärjestelmien rahoittamiseen. Emme me väitä, että ne olisivat missään muotoa vihollisia. Joka vuosi tuhat miljardia menetetään Euroopan tasolla tämän verooptimoinnin ja verovilpin takia. Nämä tuhat miljardia olisivat hyödyllisiä kun pyrimme rahoittamaan tätä ekologista siirtymää, joka on hyvin kiireellinen. Nyt meillä on tämä BEPS 2.0-ehdotus. Ne ovat järkeviä ehdotuksia. Ensinnäkin pyrimme siihen, että yritykset maksavat veroja siellä, missä voittoa syntyy, ja sitten otettaisiin käyttöön minimiverotus maailmanlaajuisesti. Ongelmana on se, että Donald Trump vastustaa tätä hanketta, vaikkakin se olisi meille kaikille hyväksi. Sen takia tarvitsemme parlamentissa laajan enemmistön ja pyydämme, että komissio toimisi niin, että tämä hanke toteutettaisiin Euroopan tasolla. Kiitos. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron Edustaja Haanille kaksi minuuttia. kolleg- Hyvät kollegat, verojen välttely ja se, että sitä voidaan edes toteuttaa, on aivan selvästi skandaali. Joka päivä normaalit kansalaiset kantavat vastuunsa verojen maksamisesta ja tekevät vastuullisesti työnsä. Tällaisen vastuullisen pitäisi päteä myös isoille monikansallisille yrityksille. Monet yritykset eivät maksa lakisääteisiä veroja, vaan käyttävät porsaanreikiä, mutta pitää sanoa myös se rehellisesti, miksi näitä porsaanreikiä ylipäänsä on olemassa. No se on poliitikkojen tehtävä sulkea nämä porsaanreijät. Me tarvitsemme uusia tapoja verottaa oikeudenmukaisesti monikansallisia yrityksiä niin, että verotaakka ei jää vain kansalaisten harteille. Euroopassa menee hukkaan miljardeja euroja verovaroja ja tästä syystä 2020 Saksan puheenjohtajakaudella pitää tehdä töitä sen eteen, että otamme isoja edistysaskeleita. Nyt meillä on mahdollisuus tuoda yritysverotus 2000-luvulle. Me tarvitsemme nyt myönteisiä yhteisiä muutoksia sen sijaan, että valtiot toimisivat yksin. Me tarvitsemme isoa vastuuta isoista kysymyksistä myös yhdessä Yhdysvaltojen kanssa. Me tarvitsemme todellisen vähimmäisverotason EU:ssa ja me tarvitsemme OECDn neuvotteluissa sopimuksen vuoden, 2020, vuoden 2020 loppuun mennessä. Jos sitä ei tule, niin sitten meidän pitää EU-tasolla määrätä lainsäädännöstä digitalouden verottamiseksi. Verotuksen oikeudenmukaisuudessa on se kyse siitä, että verotaakka jakautuu monille harteille, että voimme tehdä tästä Euroopasta oikeudenmukaisemman ja ympäristöystävällisemmän. Tämä voi onnistua pelkästään, jos verotuskin on oikeudenmukaista. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Ferreira. Puhemies. Arvioiden mukaan monikansalliset yritykset välttelevät veroja noin viisisataa miljardin arvosta vuositasolla. Nämä rahat voitaisiin käyttää valtioissa sosiaalisten velvollisuuksien hoitamiseksi, jotta voitaisiin sitten pienentää työtä tekevien ihmisten veroja. Tämä on esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun pääoma liikkuu vapaasti, yritykset siirtävät toimintojensa muihin maihin ja niin edelleen. Ehdotus yhteisestä yhtenäisestä yhtiöverokannasta ja sen konsolidoinnista ei puhu ollenkaan monikansallisista yrityksistä. Luettelo veroparatiiseista mahdollistaisi sen, että jäsenvaltiot jatkaisivat työtään, kun Yritykset siirtävät voittojaan houkuttelevimmille verotusalueille. Tämä kuitenkin äh, hankkeena torpattiin neuvostossa. Ja näin verovilppi vain jatkuu. Me emme tarvitse verojen harmonisointia, me tarvitsemme jäsenvaltioiden suvereeniutta, josta huolehditaan. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Thaler, minuutti. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, arvon kollegat. Markkinat eivät koskaan ole odotelleet äh, hallinnon toimia äh, puitteiden, soveltuvien puitteiden luomiseksi. Ja tämähän tämä haaste nyt meillä on. Eli syntyy lainsäädäntöpuutteita mm, esimerkiksi maailmanlaajuisesti toimivien digiyritysten kohdalla ja näin ne dominoivat ja tämän lisäksi hankkivat vielä itselleen lisäetua, eivätkä sitten maksa veroja juuri mihinkään. Itse 12 vuoden ajan olen ollut yrittäjä ja tunnen tämän tilanteen oikein hyvin. Ja tämä päätöslauselma on erittäin hyvä panos OECDn käynnissä oleviin neuvotteluihin. Yhtä asiaa ei kyllä liikaa voi korostaa. Eli meidän täytyy luopua tällaisesta yhdestä fyysisestä toimipaikasta ja siihen liittyvästä ajatuksesta. Verot täytyy maksaa siellä, missä voitto syntyy. Meidän taloutemme ei, digitalisoituminen ei suinkaan pysähdy tähän minä oikein mielelläni tuen tätä päätöslausumaesitystä. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Belkalle. Thank you. They say they only two things in life. Kiitos. Sanotaan, että vain kaksi asiaa elämässä ovat varmoja, verot ja kuolema. Sellaiset skandaalit kuin LuxLeaks ja Panama-paperit ovat osoittaneet, että vain mm, Toinen näistä pätee äh, pienet yritykset ja startup-yritykset maksavat kyllä veroja, mutta Facebook ja Google, Google äh, äh, ne joutuisivat oecd ehdotuksen kohteeksi mutta USA ei luultavasti aja näitä monlempaa pilaria. Meidän on nyt siis toimittava nopeasti, jotta saamme molemmat pilarit hyväksytyä kansainvälisellä tasolla. USA on ymmärrettävä, että verotusta, verot pitää maksaa siellä, missä lisäarvo syntyy, niin sitä ei, niitä veroja ei saa välttää. Mutta myös EUssa normaalien epäiltyjen pitää toimia – meidän, jotta voimme edistyä kansainvälisissä neuvotteluissa, jos neuvottelut eivät johda onnistumiseen vuoden 2020 loppuun mennessä. Meidän on vaadittava Ursula von der Leyenia lunastamaan lupauksensa EU-ratkaisusta tähän ongelmaan. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro saa edustaja Reikna. Kiitoksia. Arvon komissaari, BEPS 2.0 vihdoin tuo vero-oikeutemme tälle uudelle vuosituhannelle ja se on kyllä pirun tärkeää. Veroilla kustannetaan koulut, infrastruktuurit, terveydenhuolto ja näin ollen kaikkien täytyy kantaa oma kortensa kekoon ja verot täytyy maksaa siellä, missä toiminta tapahtuu. Googlen, Facebookin ja muiden täytyy nyt kyllä antaa panoksensa. Kassan pohjamme kumisevat. Esimerkiksi Google ei maksa veroja Itävallassa, kun taas perinteiset yritykset maksavat veronsa. Tämä on epäreilua, vahingollista ja tämän on päätyttävä. Ilmeistä on, että jotta PEPS 2.0 toimisi, tarvitaan läpinäkyvyyttä. Täytyy tietää, missä konsernit maksavat veronsa, missä taas eivät. Ja vaikka tässä nyt viivettä onkin, me emme voi hyväksyä sitä, että asiat jätetään jäihin Itävallan kansallisneuvostossa on nyt vihdoin äänestetty tämän Itävallan hallituksen eston poistamiseksi. Ja siksi pyydänkin Kroatialta, että se ottaa esityslistalle tämän asian aktiivisesti. Suomi tässä jo merkittävän panoksen antoikin. Ja meidän Euroopan parlamentissa täytyy olla kunnianhimoisia Vähimmäisvero pohjan on oltava 18 prosenttia. Vain näin tästä veropolkumyynnistä päästään. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoronsa edustaja Margarita Marques ja yksi minuutti. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari Gentiloni. Neuvostossa, kun piti vastata siihen, että mitä OECD tehdä, niin silloinhan se on mahdollisuus vastata näihin haasteisiin, erityisesti digitaalialalla, mitä kaikkialla maailmassa on, mitä tulee verovelvollisuuteen ja veroihin yleensä, niin täytyy todeta, että koko maailman talous tulee muuttumaan perustojaan myöten. Ja tämä on kohtuullisen hyvä alku, joskin hidas alku. Minimiverotaso jokaisessa vero, jokaisella veroalueella, erityisesti digitaalialalla, on tullut uudistus. Toivon, että neuvostossa edistytään yritysveropohjan suhteen, mutta jäsenvaltioiden täytyy varmistaa, että neuvottelut näistä pilareista tapahtuu yhteistyössä tuumin yhteisesti. Toivotaan, että 2020 vuonna sopimus saadaan aikaiseksi ainakin Saksan puheenjohtajakaudella. Tämä olisi keskeisen tärkeää, että voitaisiin varmistaa, että verotus on oikeudenmukaisempaa ja myöskin sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuu Euroopassa. Kiitos. Menettelymän puhujalistan on sitä siitä on kaksi pyyntöä. Ensinnäkin Joe Daur minuutti. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Eu cred că politicile fiscale... Kiitos, puhemies. Verotuspolitiikan täytyy olla myönteistä kaikille. Veropolitiikan myös. Kaikki me, jotka olemme täällä ja kaikki meidän henkilöt kotimaissamme, kansalaiset maksavat veroja niistä rahoista, jotta he tienaavat. Tämä tämän tulisi koskea myös monikansallisia yrityksiä, koska verotuloja tarvitaan äh, esimerkiksi terveydenhuoltoon ja koulutukseen, joten äänestän tämän puolesta. Tämä on tärkeää, että monikansalliset yritykset maksavat verotsa sinne, missä he voittonsa tekevät, koko Euroopassa. Thank you. Kiitos oikein paljon. Nyt kaksi kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa Catch the Eyeissa ensimmäisenä Chihudaru. Okay. Uh, Mr. Keller. Herra Keller. Uh, thank you. Well, I will be... Uh, Kiitos. Uh, niin, tässä on moni hankaluus, mutta yksi asia, johon tulla nyt esille parannissa on, jos ajatellaan EUn kontekstia toimia niin yksipuolisesti, EUCDn suosituksia vastaisesti, niin idea siitä, että me emme jotenkin voi tuoda oikeudenmukaista verotusta ja globalisoitua verotusta ilman, että muu maailma olisi mukana näissä keskusteluissa ja toimisi tämän mukaan, koska heikentäisimme kilpailukykyämme EUna, jos toimisimme näin. Investointia EUhun ei saisi tämän myötä. Olkaamme selkeitä EU taistelee, on hankaluuksissa, kun se kilpailee muun maailman kanssa digitaalialalla ja globaalitaloudessa. Meillä on hyvin vähän monikansallisia joilla on alkanut toimintaa EU-sta, jotka ovat kukoistaneet kansainväliseksi. Ja ajatus siitä, että voitaisiin vain yksipuolisesti toimia ilman, että muu maailma, Yhdysvallat ja muut kauppakumppanit ovat mukana tässä prosessissa, heikentäisi EUn kilpailukykyä ja monikansalliset eivät toimisi sen mukaan täällä, eivätkä palkkaisi EU-kansalaisia. Kiitos. Keskustelu tästä kohdasta päättyy siihen, että komissaari Gentiloni käyttää puheenvuoron komission jäsen. hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Niin, me olemme keskustelleet tänä iltana aiheesta, joka tulevina vuosina tulee olemaan keskeisessä asemassa unionissamme ja myöskin yhteismarkkinoiden kestävyyden ja sosiaalisen, yhteiskunnallisen sosiaalisen mallin kestävyyden takaamiseksi. Ja siksipä keskusteli, keskustelu oli oikein hyödyllinen. Haluaisin siitä vain korostaa kahta asiaa. Yksi niistä on se, että teidän tukenne, tämän parlamentin tuki, tulee olemaan keskeisessä asemassa tulevina vuosina. Aivan ehdottoman keskeisessä asemassa jos haluamme varmistaa, että todellinen uudistus tapahtuu. Ja toiseksi, komissio tekee työtä sen parissa, että se saisi aikaiseksi yhteisen kannan OECD-neuvottelupöytään. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä puheenjohtajavaltion kanssa, koska sieltä keskustelua muodollisesti johdeta, johdetaan ja mielestäni meillä on oikein hyvä yhteistyösuhde Kroatian ja sitten sen jälkeen Saksan kanssa. Ja olemme täysin sitoutuneita maailmanlaajuiseen ratkaisuun. Haluan korostaa sitä. Se ei ole jotakin sellaista, mitä me tekisimme ilman todellista sitoumusta. Huolimatta siitä, että vaikeuksia on kaikissa monenvälisissä neuvotteluissa tällä hetkellä, niin täytyy tunnustaa niiden olemassaoloa, mutta siitä huolimatta me olemme täysin sitoutuneita. Se ei tarkoita sitä, ettei meillä olisi vaihtoehtoja. Ja kuten sanoin aikaisemmin, se tehtävä, jonka minulle puheenjohtaja antoi, oli se, että työstäisin tämän OECDn globaalin ratkaisun aikaan saamista kaikilla työkaluilla ja sitoumuksella, mitä meillä on. Ja jos tämä ei ole mahdollista, niin sitten löydettäisiin eurooppalainen ratkaisu tähän. Ja jotta tämä eurooppalainen tie löytyisi, niin sitäkin varten tarvitsemme vahvaa yhteistyötä Euroopan parlamentista komission suuntaan. Kiitoksia paljon. Kiitos komission jäsen. Keskustelu päättyy tarkistuksia on jätetty ja äänestys pidetään keskiviikkona. Kaikki kollegat eivät vielä ole paikalla seuraavaisuudistan kohta, näin ollen haluaisin keskeyttää istunnon muutamaksi minuutiksi. Bitte. Er- Seuraava kohtaisuuslistalla on edustajan mietintö makrotaloudellinen rahoitusapu Jordanialle. Ensimmäisenä puheenvuoron saa esittelijä, edustaja Luisa Regimentti. Olkaa hyvä. Buonasera, presidente. Hyvää iltaa, puhemies, hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen. Puheenvuoron pitäminen tässä arvokkaassa täysissuntosalissa esittelijän ominaisuudessa tässä tärkeässä asiakokonaisuudessa on minulle kunnia. Olen todella tyytyväinen kansainvälisen kaupan valiokunnassa käytyyn ajatusten vaihtoon ja yksimieliseen äänestystulokseen esittelemästäni mietinnöstä, ja jossa suositin kolmannen makrotaloudellisen avun myöntämistä Jordanian hasemiittiselle kuningaskunnalle 500 miljoonan Euroopan edestä. Tuohon loppuarvion pääsy vaati Jordanian talouden ja sosiaalisen tilanteen huolellista analysoimista ja sen huomioimista, miten kiitettävästi maa on ponnistellut ottaakseen vastaan pakolaisia ja taistellakseen ääri-islamilaista terrorismia vastaan. Ja myöskin hallinnut aikaisempia EUn myöntämiä makrotaloudellisia rahoitusapuja sääntöjen mukaisesti. Itse asiassa Aikaisempien tukien hallinnoinnin arviot osoittavat, että että matalakorkoisina pitkäaikaisina lainoina myönnetyt varat ovat auttaneet säilyttämään maan makrotaloudellista tasapainoa pitkällä aikavälillä. Ja ne ovat auttaneet myöskin eh, positiivisen sosiaalisen vaikutuksen aikaansaamisessa. Ohjelmat on pantu täytäntöön tehokkaasti ja kiintiässä viranomaisyhteistyössä jordanilaisten kanssa. Koska kasvu on edelleen hidasta ja investoinnit ovat laskussa, niin 11. heinäkuuta 2019 Jordanian viranomaiset pyysivät lisää varoja Euroopan unionilta saadakseen tarvitsemaansa ulkoista rahoitusta budjettiinsa, joka, johtuu, joka tarvi, johtuu osittain alueen epävakaudesta muun muassa Jordaniassa oleskelevien syyrialaispakolaisten määrän vuoksi. 6. syyskuuta 2019 komissio hyväksyi kolmannen peräkkäisen tukiohjelman suuruudeltaan enimmillään 500 miljoonaa euroa ja katson, että ottaen huomioon, miten Jordania on ponnistellut maahanmuuttokriisin ja terrorismin vastaisen taistelun suhteen, ja ottaen huomioon selkeän kehityksen ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumisessa, katson, että kolmas lainaapu toisi Euroopan unionille lisäarvoa auttaen tätä yhtä, yhä tärkeämmässä geopoliittisessa asemassa olevaa naapurimaata hallitsemaan paremmin merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia ongelmiaan. Kuten kaikki surullista kyllä tiedämme, Syyrian konflikti on aiheuttanut Jordanian talouden heikentymistä, koska alueellinen kauppa kauppa, turismi, sijoittajien luottamus ja pääomavirrat alueelle ovat laskeneet. Julkisiin palveluihin kohdistuva paine ennen kaikkea terveydenhuoltoalalla, perushyödykkeiden saatavuudessa ja koulutuksessa on tehnyt palveluiden tarjoamisen vaikeaksi. Ja kuitenkin täytyy kun, tun, antaa tunnustusta kiitettävistä ponnistuksista, joilla pakolaisia on Jordaniassa otettu vastaan. Pakolaiset asuvat enimmäkseen kaupunkioloissa ja siksi vaikeuksista huolimatta heidän pääsynsä kohtuuhintaisen julkisten terveydenhuoltopalveluiden piiriin ja myöskin työmarkkinoille on voitu taata. Katson myös, että on tärkeää ottaa huomioon, kuinka Jordania on ponnistellut islamilaisen terrorismin vastaisessa taistelussa, joka on Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden prioriteetti. Jordania on strateginen kumppani Euroopan unionille ihmiskaupan ja tuliasekaupan vastaisessa yhteistyössä ja myöskin henkilötietojen vaihdossa Europolin ja Jordanian viranomaisten välillä terrorismin vastaisissa toimissa. Jordania edistyy edelleen demokraattisten periaatteiden edistämisessä, rauhanomaisen uskonnollisen rinnakkain elon ja uskonvapauden edistämisessä ja myöskin edistystä on merkittävästi saavutettu sosiaalisella ja inhimillisellä osa-alueella, erityisesti naisten oikeuksissa ja alaikäisten suojelussa. Ja viimeisenä, vaan ei vähimpänä, vähittäisen kaupan keskinäisen vapautumisen ansiosta on hyvä, että alueella on vakaa valtio, kumppani, joka antaa takuita myöskin yrityksille ja investoinneille Jordaniassa. Ja katson, että on keskeisen tärkeää varmistaa, että annettu rahoitusapu suunnataan nimenomaan yritysinvestointiin, investointeihin ja projekteihin Jordaniassa. Lisäksi täytyy taata kaikin mahdollisin keinoin se, että varojen käyttö paikan päällä asianmukaisiin tarkoituksiin toteutuu. Mielestäni on välttämätöntä pystyä osoittamaan myöskin, että Euroopan unioni antaa Jordanin kaltaiselle maalle tukea ja toivon, että tämä laina voidaan hyväksyä mahdollisimman pian. Ja toivon, että huomisessa äänestyksessä voidaan hyväksyä tämän äh, talousavun myöntäminen Jordanian hasemittisille kuningaskunnalle. Kiitos. Kiitos esittelijälle. Sanoin vain, että puhuitte jo puolitoista minuuttia yli aikaa. Eli teillä on enää 20 sekuntia aikaa sitten loppupuheenvuoroon. Seuraavaksi komission Gentiloni. Uh, Mr. President. <clears throat> Kiitos uh, puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Uh, kiitän esittelijää, arvon esittelijä regimenttiä ja Inta-valiokuntaa arvokkaasta työstä ja myös yhteistyöhengestä. Haluan kiittää myös budjetti- ja ulkoasioiden valiokuntia niiden tuesta on, äh, kannattaa muistuttaa, mistä Jordania äh, on tullut oikeastaan. Vuodesta 2011 äh, talouteen on vaikuttanut hyvin paljon alueelliset ongelmat, lähinnä Syyriä ja Irak. Ja tämä on johtanut taloudellisiin shokkeihin ja myös rakenteellisiin heikkouksiin ja myös kilpailukyvyn puute johtavat juurensa tuonne vuoteen 2011. Maa on kuitenkin ponnistellut, mutta Syyrian konflikti on vaikuttanut Jordaniaan myös noin 1,5 miljoonan pakolaisen myötä. Syyrian pakolaisten määrä on vaikuttanut julkisiin palveluihin, finanssipolitiikkaan, infrastruktuuriin – ja näissä vaikeissa olosuhteissa Jordania on kuitenkin onnistunut ylläpitämään makrotaloudellista vakautta ja myös johtuen kansainvälisestä tuesta. Tämän muistaen ja ottaen huomioon Jordania viranomaisten pyynnön komissio hyväksyi 6. Jul- syyskuuta uuden ohjelman Jordanian makrotaloudelliselle tuelle 500 miljoonaa euroa lainoina. Ja tämä perustuu kahdelle aikaiselle makrotaloudelliselle äh, ohjelmalle, jotka toteutettiin menestyksekkäästi. Ja nyt tämä uusi taloudellinen apu helpottaa Jordania vahvistamaan äh, talouttaan näiden lainojen muodossa, koska on hyvin tärkeää, että, että taloutta sitten kasvua ja kestävyyttä vahvistetaan. Ohjelma on osa laajempaa kansainvälistä ohjelmaa, jolla tuetaan Jordaniaa. Luonnollisesti tämä on ehdollinen ja siihen liittyy neljä toimenpidettä, joista on sovittava yhteistyömuistiossa ja huomioiden myös IMFn ohjelmasäännöt. Ohjelma on konkreettinen osoitus EUn johdonmukaisesta tuesta Jordanialle. Jordania, joka on tällä hetkellä hyvin hankalassa taloudellisessa tilanteessa ja maantieteellisesti alueella, joka on hyvin herkkä. Ja tämä tulee antamaan selkeän signaalin siitä, että Euroopan unioni elää sitoumustensa mukaan mukaisesti ja seisoo Jordanian rinnalla. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Nyt aloitamme keskustelun. Ensinnäkin AFET-valkunnan puheenjohtaja edustaja McAllister. Kiitos puhemies, naiset ja herrat, kollegat, komission jäsen. Muutama kommentti ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana tästä aiheesta. Kuulimme tämän juuri esittelijältä ja myös komission jäseneltä. Jordanialla on nyt valtavat haasteet edessään. Kasvuaste laskee, valtio velkaantuu yhä enemmän ja työttömyys, erityisesti nuorten työttömyys lisääntyy. Monet ulkoiset olosuhteet ovat johtaneet tähän kehitykseen. Se on Syyrian naapurivaltio ja Irakin naapurivaltiona olen Jordaniassa Nämä aseelliset konfliktit ovat hyvin lähellä. Jordanin ja Gentilonin tietojen mukaan tällä hetkellä noin 1,3 miljoonaa, 1,3 miljoonaa syyrialaista on Jordaniassa. Tämä on valtava taakka valtiolle, mutta kuitenkin se on tämän hankalan tilanteen hoitanut esimerkillisesti. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää, että EU antaa makrotaloudellista apua Jordanille 500 miljoonaa euroa. Tämä puolesta pitää äänestää. Minä itse 4. ja 5. tammikuuta menen Jordaniaan komission jäsen Gentiloni. Voin vain olla samaa mieltä kanssanne. Euroopan parlamentti tukee komission ehdotusta. Meidän pitää kumppania ja liittolaista Jordania auttaa jatkossakin. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Mavrides. Hän ei ole täällä. Seuraava puhuja, edustaja de Serle. Merci. Kiitos puhemies. Uh, au nom du groupe. Komission jäsen Renew-ryhmän puolesta haluan osoittaa tukemme tälle kolmelle makrolliselle tuelle, joka menee Jordanialle. Olemme sitä mieltä, että se voi osaltaan johtaa siltä voidaan tukea tuota valtiota, kun se yrittää kohdata epävakauden, jonka luo Syyrian hallituksen toiminta-alueella. Muistutamme nyt myös, että että EU-naapuruspolitiikka on erittäin tärkeää. Se on olennaista myös, kun pyritään vakauttamaan lähialueemme. Kuitenkin no tukemme menee ehkä täysin tälle alueelle, mutta on kuitenkin valitettavaa siis, että tämä on Euroopan parlamentissa ID-ryhmän esittelijän käsissä, äärioikeiston käsissä. Renew-ryhmän puolesta me haluamme muistuttaa taas kerran tässä täysintosalissa, että vastustamme euroskeptisiä tuhovia ajatuksia, joita äärioikeisto viljelee. Vastustamme myös johdonmukaisuuden puutetta, joista tuo poliittinen perhe on osoituksensa usein se tukee Basharlasta ja toisaalta haluaa tukea niitä, jotka kärsivät hänen toiminnastaan Niin Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitos. Das Wort hat Seuraavaksi edustaja Mariani Thierry. Merci, monsieur le Kiitos puhemies. Alkuun haluan kiittää kollega Regimentin laadukasta työstä. Hän esitteli tuon mietinnön äsken. Hän ihan oikein perusteli, kuinka paljon Syyrian konflikti on epävaikuttanut Jordania, jossa on jo vatuvat haasteet ennestään – Sinne on tullut paljon palestinaista henkilöitä ja sitten siellä on myös muslimiveljeskunnan toiminut Jordan kuuluu maailma, ä, äh, alueen taloudellisiin mahtimaihin. Se valuuttaa vakaa ja valtio työstää myös turismialansa par-aika. Luisa Regimentti puhuu myös vahvasta talouskasvusta Ammanissa tähän asti. Lisäisin, että minä puolustan Lähi-idän kristittyä ja Jordanian kuningas on toiminut esimerkiksi maan kristittyjen kanssa. Maan pitää siis saada kansainvälisen ratkaisun, mitä tulee Irakin kristittyihin ja muita, jotka ovat paineet islamilaisen valtion toimia. Heidän pitää löytää paikka, jossa voidaan rakentaa maailmansuunnasta 500 euron, miljoonan euron paketti, jonka myönnämme Jordanialle No siis, koska kansainvälinen kriisi on maassa, jota kukaan ei halua ratkaista. Raja Jordania ja Syyrian välillä on monta kuukautta ollut auki. Miten voidaan nyt selittää, että ei mitään kanssa suunnitelmaa ole nyt sille, että voidaan palauttaa Syyrian pakolaiset jonnekin kollegat? Me voimme nyt uudistaa eurooppalaista äh, levanttipolitiikkaa. Voimme valita strategisen politiikan, se on tarpeen ja tietysti puolamme tätä mietintöä. Merci. Kiitos. Nyt tulee menettelyn puhujan Tässä on yksi puheenvuoropyyntö tullut. Edustajat Sihua Dordu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Sunt Tudor Ciuhoda. Puhemies, komission jäsen, kollegat, olen Tudor Ciuhodaru, olen romanialainen lääkäri. Itse asiassa tehohoito- tai hätätilanteita varten kouluttautunut Lääkäriä arvostan, että EU on valinnut oikean ratkaisun. Kaikki täytyy tehdä silloin, mitä tehtävissä on, riippumatta es- mietinnön esittelijästä. Jordania tarvitsee rahaa, jotta se selviytyy. Ja Euroopan parlamentin täytyy osoittaa, että me olemme avoimia niiden suhteen, jotka ovat meille kumppaneita eurooppalaisten arvojen noudattamisessa. Minä äänestän tämän mietinnön puolesta. Kiitos. Kiitos komission jäsen, olkaa hyvä. yes, thank you. Kiitos puhemies. Haluaisin vain painottaa sitä tosiasiaa, että neuvosto on jo vahvistanut, että se hyväksyy parlamentin kannan mikäli parlamentti hyväksyy kantansa ensimmäisessä käsittelyssä välittömästi. Sellaisessa tapauksessa prosessi lähtee käyntiin välittömästi ja viedään päätökseen neljässä kuukaudessa siitä, kun komissio teki ehdotuksensa. Tämä on nopeaa päätöksentekoa tällaisessa kriisivälineen käytössä ja se on hyvin tärkeää näissä ja Jordania tarvitsee tätä. Kiitos. Kiitos äh, esittelijälle ja parlamentille tästä. Herzlichen Dank. Lämpimät kiitokset esittelijä sitten seuraavaksi. Eh, Arvoisat kollegat, kiitän teitä puheenvuoroistanne ja kiitän erityisesti kollega no, lääkäriä, koska minäkin olen lääkäri. Tämän asian tärkeys ja kiireellisyys tarvitsee analyysiä, jonka täytyy ylittää parlamentaariset puoluerajat. Toivon, että voimme saada aikaiseksi yksity- yksimielisen äänestystuloksen, kuten Intavaliokunnassakin. Positiivisen äänestystuloksen pitäisi vaatia ja pyytää paikalle koko täysistuntojoukkoa niin, että kaikki jäsenet olisivat paikalla huolehtimassa edustamiensa maiden edusta. Toivon, että saisimme myönteisen äänestystuloksen aikaiseksi tästä aiheesta, joka, pitää, jonka, jonka kuuluu tulla arvioiduksi eh, asiasisältönsä perusteella eikä puoluejakolinjojen perusteella, mitkä usein vaikuttavat turhaan äänestystuloksiin. Kiitos, keskustelu päättyy. Äänestys pidetään huomenna. Ja näin ollen tulemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Minuutin puheenvuorot. Puheenvuoron on pyytänyt edustaja Potskor. Kiitos puhemies. Viime vuosina lakeja on muutettu Ukrainassa, jotka ovat asettaneet valtavia rajoituksia vähemmistöjen kielioikeuksiin. 2017 tuli tuo koulutuslaki, opetuslaki, artikla 7, sitä on tarkastella Venetsian komitean suositusten mukaan. Tätä ei ole tehty kuitenkaan. 2019 huhtikuussa sen on lakisäännökset pitäisi komission mukaan kumota. Se on syrjivää lainsäädäntöä. Tämä kansainvälinen elin on vedonnut Ukrainan lainsäädännön käyttäjiin, jotta ne laatisivat lakeja vähemmistön oikeuksista vähemmistöjen kanssa yhteistyössä. Ja kun tämä lainsäädäntö olisi pitänyt hyväksyä rinnak lainkaan, koulutuslain kanssa, niin sitä pitäisi lykätä, kunnes tuo jälkimmäinen laki on hyväksytty. Toivon, että Ukraina pian ymmärtää, että ihmisoikeudet ja vähemmistön oikeudet ovat sellaisia, että pitäisi noudattaa kansalaisuuksia. Kiitos komission jäsen. Kiitos, että olette läsnä näin myöhään heti ensimmäisenä päivänä. Eh, Herra Chiuhu Herra seuraavaksi. Paljon kiitoksia, puhemies. Schengen-alue on yksi tärkeimmistä Euroopan unionin saavutuksista ja Schengen-järjestelmä antaa korkeimmat standardit rajanvalvonnalle ja Romania täyttää nämä korkeat standardit, vaatimukset. Me pyydämme, minä pyydän neuvostolta jättämään vitkuttelun ja että sen noudattaisi Euroopan parlamentin suositusta ottaa Romania mukaan Schengen-alueeseen. Jerzy Busek, Euroopan parlamentin aikaisempi puhemies, on sanonut samaa 8 päivä kesäkuuta 2011. Lähes kymmenen vuotta on jo kulunut siitä, kun Romania oli Schengen-kypsä. Minä palaan maahani ja kerron maanmiehilleni, että jälleen kerran joudumme vaatimaan Romanian pääsyä Schengeniin, koska täytämme kaikki kriteerit. Toivon, että se tapahtuu mahdollisimman pian, koska Romaniallakin on oikeus olla tässä joukossa mukana. Thank you. Kiitos. Edustaja Penion Kiitos eh, puhemies. 15. marraskuuta eh, kolminkertaisten kaasuhintojen eh, johdosta syntyneet mielenosoitukset laajenivat ja Iran 17. marraskuuta pysäytti internetin, jotta voitiin estää esimerkiksi uutisten leviäminen poliisin äh, julmasta käytöksestä. Amnesty Internationalin mukaan yli 300 ihmistä on kuollut ja olen kuullut muitakin arvioita, jopa 1500. YK on ihmisoikeusvirasto on myös raportoinut, että näiden kuolleiden joukossa on myös naisia ja lapsia ja lähes 7000 ihmistä ainakin on pidätetty. YK on turvallisuusneuvoston ja muiden yhteisöjen pitäisi tuomita tämä sorto ja vaatia vangittujen vapauttamista. Internet pitää palauttaa samoin kuin niiden ihmisoikeudet, jotka on pidätetty. Iranin täytyy täyttää velvoitteensa kansainvälisen äh, ihmisoikeuslain mukaisesti ja antaa oikeus äh, sananvapauteen. Kiitos edustaja Semsrot. Yeah. Uh, the EU, is in... EU on syvässä kriisissä, niin olen minäkin olen katsellut tätä sarjaa ja viimeiset kuukaudet enkä ole huvittunut. Se ei saa tarpeeksi klikkauksia, se on naurettava ottaen, ei ole tarpeeksi hyvää sisältöä, haluan antaa teille kaikille täällä suoraa palautetta ensinnäkin. Juonissa ei ole mitään järkeä. Yksi jakso sanotaan, että EU edustaa rauhaa ja seuraavassa jaksossa haluamme rakentaa sotavoimia. Toiseksi hahmoja on hankala seurata – en tunne teistä ketään. Kolmanneksi, viesti katoaa matkan varrella. Pitäisi oppia euroviisuista. Ihmiset kiinnittävät huomiota siihen, että alastomat ihmiset tanssivat. Jos katsojaluut eivät parane, niin koko tämä asia pian lakkautetaan tämä TV-ohjelma. Me tarvitaan katsojille jotakin katselemisen arvoista. Olen Niko Zemsrot täällä Strasbourg Niko Zemsrot Show, jota juontaa Niko Zemsrot. Kiitos kollegat tiedoksi, että pyydän teitä jatkossa ottamaan pois tuon päähineen, koska se ei ole tämän talon arvon mukaista. Äh, Seuraavaksi edustaja Bierbakas. Chers collègues, Kollegat, tänä iltana haluan varoittaa skandaalin palusta, joka on vaikuttanut miljoonien eurooppalaisten terveyteen. antilleilla tämä liittyy nimittäin Klordekonin artiklasta 78 seutsopimuksessa mainitsee sen, että pitää suojella ihmisterveyttä. Pyydän meidän takaisin edustajana, että EU-tukea annetaan, jotta voidaan auttaa auttaa Antillin asukkaita. He ovat kärsineet suoraan tai epäsuoraan tästä klordekoni-asiasta. Se, että klordekonia käytetään, johtaa molempiin terveys, useisiin terveysongelmiin ja sen vaikutukset ovat olleet tunnettuja Ranskan hallituksessa pitkään. Se on kuitenkin antanut lupia sen käytölle jatkossakin vuonna 1972, vuonna 1993 muun muassa Antili kollegat jokaisen eurooppalaisen terveyttä pitää kunnioittaa. Sillä on yhteinen tavoite tätä varten pitää antaa varoja Antillin uhreille. Danke, Herr Dertsch. Kiitos, edustaja Dertsch. Ja buenas, buenas. No niin, hyvää iltaa ja paljon kiitoksia. Haluaisin täältä käsin onnistella, bo, onnitella Boris Johnsonia ja Britannian kansaa upeasta vaalivoitosta konservatiivipuolue, joka meillä on ollut kunnia täällä ECRssä äh, tuntea, on tärkeä asia. Britannialaisten vapauden julistus on paljon tärkeämpi kuin Euroopan unionin uudistus. Ja onnittelen häntä nimenomaan siitä, että hän on puolustanut sitä, mitä hän on uskonut oikeaksi, eikä ole koskaan antanut pelotella itseään. Britannian vaalit ovat meille suuri mahdollisuus. Komissio ja, tämä parla- ja parlamentin täytyy tarkastella itseään läheisesti. 23. kesäkuuta 2016 lähtien se on ollut tarpeen. Britannia on antanut meille syyn pohtia syvällisesti brittien päätösten syytä. Euroopan unionilla on loistava tilaisuus nyt välttää se, että muut maat seuraavat yhdistyneen kuningaskunnan jalanjäljissä maat, jotka tuntevat olonsa yhä epämiellyttävämmäksi tässä unionissa. Ja sen takia, ja mikrofoni katkaistiin puhujalta. Valitettavasti emme kuule puhujan ääntä. Ja on kunnioitettava itsemääräämisoikeutta. Puhujan mikrofoni katkoo nyt valitettavasti jatku, jatkuvasti tulkit eivät pysty tulkkaamaan. Tässä on kyse oikeudenmukaisuudesta, kollega pitää pitäytyä puheajassa. Seuraavaksi edustaja Konechna. Pane předsedající, vážený pane komisaři, zástupci ocelářského průmyslu. Kiitos eh, puhemies, komission jäsen. Eh, Teräsmarkkina. Äh, ovat äh, puhuneet komissiolle ja sanoneet jatkuvasti, että markkinoilla on kriisi. Komissio on vastannut, että kaikki toimen, kaikkiin toimenpiteisiin on ryhdytty, mutta totuus ei ole kuitenkaan vastaava, koska äh, tuotantolaitokset ovat lakkauttaneet toimiaan ja Esimerkiksi Krakaussa metallitehdas on sulkenut ovensa, joka merkitsee sitä, että 1300 ihmistä merkitsi työpaikkansa. Tarta Teräs on ilmoittanut myös toimenpiteistä, jotka tulevat maksamaan 3000 paikkaa. Slovakian vastaava tehdas 2500 paikkaa, menetettyä työpaikkaa. EUn EU haluaisi tukea ekologista teräksen tuotantoa, mutta samanaikaisesti avataan kiitiöitä kolmansien maiden likaiselle teräkselle. Mitä uusi komissio tekee auttaakseen? Kiitos, edustaja Sver. Mr. Chairman, one issue that has been raised... Yksi asia, joka on otettu täällä esille, huolestuttaa monia parlamentin jäseniä ja se on Iranin ihmisoikeustilanne maanlaajuisten mielenosoitusten jälkeen, joka, jotka alkoivat marraskuussa ja laajeni ympäri maan kaupunkeja. Tappaminen ja kotiarestit on, ovat valtavissa luvuissa. Iranin opposition edustaja NCRI on ottanut saanut yli 500 tapetun henkilön nimet ja siellä on joukossa naisia ja pieniä lapsia. Ja esimerkiksi Nikta, hän oli 14-vuotias, katsokaa tätä kuvaa. Minä vetoan Euroopan unioniin ja yhdisty, YKhon, että Iraniin lähetettäisiin tosiasioita selvittävä missio mahdollisimman pian. Garcia del Blanco. Kiitoksia puhemies. Euroopassa arvioidaan olevan 400 000 koditonta, eli tilanne ei ole mikään väliaikainen. Maassani lähes 50 prosenttia eh, näistä henkilöistä on tässä tilanteessa. Kadulla eläminen on tappavaa. Ei ole mitään sellaista tilannetta, mikä olisi enemmän Euroopan kansalaisten käsitteestä, käsitteen vastainen kuin korittomuus. Me, meidän meillä on täällä Brysselissä omat ovemme kiinni ja tämä pitäisi olla häpeän aihe meille. Meillä on velvoite toimia tämän tilanteen suhteen, ei 2030 vuoteen mennessä, niin kuin sosiaalinen pilari vaatii, vaan jo aikaisemmin. Meillä on asianmukaiset välineet siihen. Suomen kaltaiset maat osoittavat, että ne ovat tehokkaampia toimissaan ja voisimme tuoda tämän mallin myös muihin maihin. Voisimme laatia myöskin jäsenvaltioille suosituksia ja paikallisia alueviranomaisille. Me voisimme toimia ja meidän tulee myös toimia. Kiitos edustaja Profi Jane. Thank you, Chair. Kiitos puhemies. Tämä on ehkä viimeinen tilaisuuteni puhua täällä Englannin pohjoisosien kunniaksi. Olenko oikea? Niin, en nähnyt nimeäni. Voidaanko aloittaa alusta, koska en nähnyt nimeäni tuolla? Voitte aloittaa alusta. Thank you, Chair. Kiitos puhemies. Tämä on ehkä viimeinen kerta, kun saan puhua täällä Englannin luoteisosien puolesta. Haluan sanoa kiitos EUlle siitä, että se on puolustanut meitä, kun kukaan muu ei tehnyt. Tarvitsette meille turvaverkon, kun hallituksemme ei tehnyt, niin annatte meille valtavapauksia muokata omia elämiämme annoitte yhteyden maailmaan ja laajensitte horisonttejamme, investoitte meihin, annoitte meille rativona junia, busseja, ja lääkäreitä, kulttuuria, taidetta ja rauhaa, olisitte puhtaampaa ilmaa, annoitte paremmat hiilitavoitteet, jotta suojattaisiin meitä ilmastonmuutokselta ja postitte meitä lokaalilla näyttämällä ja kun me on ollut hankaluuksia, uskoitte kuitenkin meihin. Olemme kiitollisia tiedämme mitä hyvää teette, joten tämä ei ole loppu. EUn luoteisosat äh, elävät parhaiten avoimessa maailmassa, työstä kentelevät naapureiden ja EUn kanssa. Ja on sydäntä särkevää, että lähdemme pois tästä kaikesta. Thank you. Herr... Kiitos. Edustaja Guerrero Francesco. Obrigado, Sr. Presidente. No passado dia 10 de dezembro, Isabel Lourenço, ativista dos direitos humanos. Kiitoksia. Joulu kuussa Länsi-Saharassa ihmisoikeusaktivisti pidätettiin Marokon viranomaisten toimesta. Hänellä oli kaikki asiakirjat kunnossa maahan pääsyä varten ja hänellä oli myös lento Las Palmasiin. Kuitenkin lentokentällä hänet julistettiin persona non grataksi ja aktivistiksi. Hänen kännykkänsä takavarikoitiin. Hän ei saanut soittaa puhelimella mihinkään. Hän ei saa, hänen ei sallittu käyttää taksia. Ja häntä syytetään siitä, että hän puolustaa Sahara, Länsi-Saharan ihmisoikeuksia ja maanvapautta. Edustaja Andersson, Kristine. Ja, vielen dank. Kiitos Joulu on jo ovella, vuoden kaunein juhla. Ja halusin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja toivottaa kaikille siunattua joulujuhlaa ja terveyttä, onnea ja menestystä uuteen vuoteen. Mutta tänä vuonna minun erityinen joulutervehdykseni menee eh, Britannian kansalle. Kiitokset, että osoititte meille tien ulos byrokratiasta ja EUn tyranniasta. Ja tässä tulee. You a merry Brexit. I wish you a merry Brexit. I wish you a merry Brexit. May you finally be free. I applaud the British people. Thank you. Seuraava puhuja, edustaja Radan Kanev. Благодаря, господин Kiitos, puhemies. Niin, toinen kysymys kuuluu. Voimmeko sanoa oikeudenmukaisen siirtymän, jos se ei ole oikeudenmukaista tällä hetkellä, kun puhumme yksi bulgarialaisessa kylässä ei ole ollenkaan vettä. Yli 130 000 ihmistä, siis heillä ei ole juoksuvaa vettä, heidän pitää juhlia joulua ilman mitään juomakelpoista vettä. Ja ilmeisesti tuo juomavesi, no sehän on jokaisen eurooppalaisen oikeus, mutta itse asiassa sitä käytetään teollisia tarkoituksia varten. Tämä on räikeä esimerkki poliittisesta korruptiosta. Samaan aikaan meillä on yleinen syyttäjä, joka ei ikinä ole hyökännyt valtaa pitäviä vastaan, mutta samalla hetkellä tuo syyttäjä menee korruptiotorjuntayksikön päälliköksi Bulgaariassa. Sitten on ympäristöhankkeita, joihin istutaan miljoonia, mutta en ole varma, että bulgaarialaiset syyttäjät virastot takaavat hyviä menoja. Señor presidente, gracias. Miren, Kiitoksia puhemies. Hyvät jäsenet. Mursiassa, Espanjassa, Suolalaguunissa lokakuussa oli kolme tuhatta tonnia, kolme tonnia kuolleita kaloja. Ja tässä todettiin, että se oli, tai väitettiin, että kyseessä oli vain kylmä sääilmiö, mutta ei. Syynä on tehomaatalous ja sääntelyn puute, joka on ollut 40-vuotisen konservatiivihallituksen työn tulosta. Lagunia pitäisi suojata suodattamalla näitä tehomaatalouden päästöjä ja pyydämme komissiolta tukea, jotta saataisiin aikaan ratkaisuja, jotka perustuvat luontoon ja jotta voitaisiin investoida tähän konkreettiseen tapaukseen. Ja myöskin Mursian alueen merialueille tarvitaan kalastajille tukea, jotta he voivat harjoittaa ammattiaan. Kiitos. Thank you. Herr Keller. Kiitos sitten edustaja Kelleher. Uh, when the United Kingdom kun Iso-Britannia lähtee Euroopan unionista, Muilla mailla ei ole enää yliopistoa 30 parhaan yliopiston joukossa, joten meidän täytyy varmistaa, että ponnistelemme yhdessä Euroopan unionissa, neuvosto, komissio ja jäsenvaltiot yhdessä, jotta investoimme tutkimukseen, innovaatioon ja digitalisaatioon me puhumme siirtymisestä hiilineutraaliin talouteen. Kuitenkaan meillä ei ole kapasiteettia, koska meillä ei ole yliopistoja ja meillä ei tule tarpeeksi äh, meillä ei ole tarpeeksi valmistuneita opiskelijoita. Ja kuitenkin äh, tässä on kysymys hyvin tärkeästä kasvusektorista, joten meidän on stimuloitava investointeja ja tuettava yliopistoja, jotta ne käyttävät horisontti Eurooppaa ja että jäsenvaltiot, joiden kompetenssi kuitenkin koulutus on, että niillä on kapasiteetti investoida oman alueensa yliopistoihin, koska kasvu- ja vakaussopimuksen mukaan meidän on investoitava tutkimuksiin ja innovaatioon ja se alkaa yliopistoista. Kiitos edustaja Papadakis Kostas τα επαναλαμβανόμενα ευχολόγια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Niin. Euroopan unionin neuvosto antaa jatkuvasti toimuslistoja, mutta sillä ei kyllä Turkin aggressiivisuutta voida rajoittaa, vaikka se loukkaa naapurivaltioiden oikeuksia, niin kuin on huomattu, kun Turkki-Libya-sopimus on syntynyt päinvastoin se, että pakolaisasiaa käytetään tällaisena vipuvartena, niin Saksa ja muut kuitenkin myyvät Turkille aseita ja tietyt lausunnot on osoittaneet, että Turkki on strateginen EU-kumppani. Ja se vain kannustaa Turkia toimimaan Yhdysvallat, YK ja NATO toimivat ikään kuin niillä ei olisi mitään vastuuta ja Kreikan hallitus äh, toimii äh, itse tyytyväisenä, oma hyväisenä, mutta Egean meren toiminta tulee vain pahenemaan, tai sieltä voi toiminta, joten täällä pitää toimia kunnioittaen suverenia oikeuksia. Edustaja Glavak. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin eh, nopeasti käsitellä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Jatkan kroatiaksi. Eh, vihreä eh, ohjelma tulee olemaan avain tulevaisuuteen. Me näemme ympäri Eurooppaa, kuinka merenpinta nousee, tu- metsäpaloja ja niin edelleen. Viime kuussa Split, Kroatian toiseksi äh, suurin kaupunki, siellä oli, nähtiin korkein merenpinta viimeiseen vuosisataan. Ja siellä oli myös yksi suurimpia metsäpaloja viime kesänä. ja monet menettivät kotinsa. Kroatialla on yli tuhat saarta, jossa on päätetty, että siellä ei enää käytetä muovia ympäristössä tai kodeissa. Ja tämä on mahdollisuus käyttää vihreää ohjelmaa taloudellisen kehityksen vahvistamiseksi. Banki Moonin sanoin, me olemme viimeinen sukupolvi, joka voi ottaa askelia välttääkseen eh, ilmastonmuutoksen, joka on meidän loppumme ja tulevat sukupolvet eivät anna meille anteeksi, jos emme kanna vastuutamme. Lopes. Muchas gracias. Paljon kiitoksia puhemies. Viime viikolla järjestettiin Panamassa ensimmäinen Euroopan ja latinalaisen Amerikan parlamentaarinen yleiskokous tällä mandaatilla. Minulla oli onni olla siellä yhteispuheenjohtajana. Ja tuossa tärkeässä kokouksessa, joka on hyvin ajankohtainen, koska tuolla alueella on suuria äh, epävakauksia. Ja meillä pitää olla selkeä viesti, meillä pitää olla selkeät kahdenväliset suhteet jo olemassa olevassa puitteistossa, joka meillä on ollut viiden vuoden ajan. Mitä reseptejä tähän voidaan tarjota? Institutionaalisuus ja myöskin eh, taistelu epätasa-arvoa tai ta- tasa-arvon puutetta vastaan. Samanaikaiseksi meidän täytyy huolehtia sosiaalista kohesiosta, joka on demokratiamme sementti, laasti, yhdessä pitävä voima. Ja meidän täytyy antaa selkeä viesti siitä, että sellakin eh, huippukokouksista pitää tulla tärkeimpiä kokouksia, jossa läsnä ovat pääministerit molemmilta alueilta. Kiitoksia. Pollak, Peter. Edustaja Pollak. Ďakujem za slovo. Hitler vyhral vojnu... Kiitos puhemies. Jos Hitler olisi... Ei poslanci, ktori obdivujú... Jos Hitler olisi täällä, en... Voisi ottaa sanoa, että olisi oli täällä, kun täällä eh, ylistetään häntä. Ja täällä etnistä alkuperää ja ulkonäköä arvioidaan ei sorta toimintaamme. Kymmenet tuhannet viattomat ihmiset kuolivat toisessa maailmansodassa, koska moni eurooppalainen uskoi, että näihin ideologioihin Slovakiassa joitain vuosia sitten marssi sotilasunivormuissa ihmisiä, mutta he ovat vaihtaneet kalliisiin kenkiin. He eivät enää marssi kadulla, he ovat parlamentissa ja kalleissa takeissaan he kuitenkin kritisoivat toimintaamme mutta Jumala ei liity mitenkään vihaan. Ekstremismi vain kasvaa vaaleien myötä, erityisesti nuorien parissa. Emme voi toistaa menneitä virheitä, kun pysyttiin hiljaa, kun fasismi nousi. Pitää oppia historiasta. Kukaan on varma, että fasismi ei liity, ei liity heihin. Ei saa päätös seuraavaksi juhliksi. Kiitos. Kes Piniero. Edustaja Piniero. Gracias, presidente. Gracias. Kiitoksia, puhemies komission jäsen. Monta kertaa olemme joutuneet tulemaan tänne täysistuntoon eh, ilmiantamaan syrjiviä käytänteitä mm, Ryanairin taholta. Tässä tilante, tällä kertaa tämä tilanne syntyi siten, että nuori Belen Valensiasta, niin kuin minäkin, joka kärsii rappeuttavasta lihassairaudesta, ja joutuu liikkumaan sen takia sähkö, sähkö, sähköisessä ää, pyörätuolissa, koska hän ei pysty käsikäyttöistä käyttämään, mutta Ryanair ei päästänyt häntä koneeseen ja hänet jätettiin näiden tämän apuvälineen takia pois lentokoneesta. Vaikka apuväline, tämä rullatuoli on, ovat hänet kätensä ja, hänet, ja hänen jalkansa. Ja kysyin että paljonko vielä pitää tapahtua, jotta Ryanair joutuu vastuuseen toimistaan työntekijöitään kohtaan ja matkustajiaan kohtaan ennen kuin komissio ryhtyy toimiin. Kiinnostukaa nyt tästä asiasta riittävästi ja olkoon tämä viimeinen tapaus, jonka tuomme täällä julki. Frau Kiitos edustaja In tutta Europa. Kaikella Euroopassa tällainen Nutriskore eh, liikennevalojärjestelmä leviää ja niillä ilmoitetaan, että tuotteissa eli elintarvikkeissa on esimerkiksi eh, vähän sokeria, vähän rasvaa. Ja näiden seurauksena esimerkiksi parmesan tai jopa, jopa neitsytoliiviöljy luokitellaan epäterveelliseksi. Kuluttajan, kuluttajaa yritetään indoktrinoida ja ohjata sellaisten tuotteiden suuntaan, jotka eivät kokonaisuutena ole kuitenkaan terveellisiä. Tarvitsivatko meidän isoäitimme ehkä tällaisia liikennevalojärjestelmiä tietääkseen, että paljonko öljyä pitää soppaan laittaa? He he eivät suinkaan tunteneet minkään ohjeen perusteella asianmukaisia määriä Välimeren ruokavalion ruoka-aineita, mutta me, ne, ne, olivat heillä automaattisesti tiedossa. Me tulemme aina puolustamaan tätä diettiä, tätä oikeutta, me sitä toteuttaa. Pätten. Unlike the Labour and Liberal Democrat parties, the EU... Toisin kuin Labour ja liberaalidemokraatit, puolueet Briteissä, niin EUn ei tulisi harta päätänsä puskaan. Tässä ei ole kysymys tyhmistä äänestäjistä, fasisteista, ilmastonmuutoksen äh, kieltäjistä tai että, äh, että Putin tai Donald Trump tai pienet ufot Marsista äh, olisivat syypäisiä. Teidän olisi pitänyt olla avokätisempiä meille jo lopputulos on se, että maapallon viidenneksi suurin ä, äh, talous ja Euroopan neuvoston perustajajäsen lähtee. Saksan ja Skandinavian veromaksajien on maksettava enemmän, EUn jäsenvaltiot saavat vähemmän ja EUn vaikutusvalta maailmassa pienenee. Herra Johnson odottaa neuvottelevansa fantastisen sopimuksen EUn kanssa, mutta EU jälleen kerran haluaa antaa vähemmän ja rajoittaa kauppaa. Ottakaa oppia Brexitistä. Meidän, me tulemme eh, aina saavuttamaan eniten, kun markkinat ovat vapaat. Olkaa eh, avokatisia ja tukekaa meitä, niin me tuemme teitä vihreämmässä, turvallisemmassa ja rikkaammassa ja onnellisemmassa maailmassa. Ja schon... Kollega, sanoisin nyt, että tiedätte, että tässä on kolme osaa erosopimus, väliaikaisjärjestelyt ja sitten neuvottelut tulevasta suhteesta ja kaikista asioista neuvotellaan nyt sitten edustaja Joveva. Najlepša hvala. Sramota v osorčju Kiitos. Euroopan sydämessä on häpeä ja tiedettä, mitä tarkoitan, koska on useita häpeällisiä tapauksia käynnissä paraikaa valitettavasti. Tällä kertaa puhun Vucakista, eli tämä pakolaisleiri Bosnia-Herzegovinassa. Ja se on todellinen häpeä tahra. Voimme olla tyytyväisiä siihen, että ihmiset vihdoinkin siirrettiin sieltä pois ja että leiri suljettiin. Tämä oli kiireellistä, se on selvää, mutta Toiko tämä maahanmuuttokriisin loppuun? Ei. Tarvitsemme sopimuksen, yhteisen sopimuksen, yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan, jonka kerran pitäisi myös ratkaista todella nämä asiat alkuperämaissa. Miksi? No siksi, että jos taas kerran tällä sopimusta ei saada aikaan, niin me tulemme suurin häpeä tahra Euroopan ytimessä. Herr Sokol. Edustaja Sokol. Hvala gospodine potpredsjedniče. Rak je danas jedan od najvećih javnozdravstvenih... Kiitoksia puhemies. Syöpä on yksi suurimpia terveyshuolia Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Euroopan unionissa vuosittain lähes kaksi miljoonaa ihmistä kuolee syöpään ja neljäkymmentä prosenttia näistä kuolemantapauksista oltaisiin voitu välttää asianmukaisin toimin. Toisaalta tiedämme, että terveydenhuolto on jäsenvaltioiden toimialaan kuuluvaa 168 artiklan perusteella perustamissopimuksessa, mutta tätä ei voida käyttää tekosyynä sille, että Euroopan unioni ei toimi syövän suhteen. Tänä päivänä Euroopan unionilla on valtava määrä välineitä, rahoituksellisia ja sääntelyllisiä syövän vastaisessa taistelussa esimerkiksi parempien, parempi täytäntöönpano, mitä tulee horisonttiohjelmaan, kohesiopolitiikkaan ja terveyden, rajat ylittävän terveydenhuoltodirektiivin suhteen esimerkiksi. Eli Euroopan unionilla on välineet käytössään ja komissiolla ja Euroopan parlamentilla on poliittista tahtoa ja niinpä uskonkin, että meidän pitäisi ponnistella tulosten aikaansaamiseksi. Osoitetaan, että Euroopan unioni ei ole mikään byrokraattinen hirviö, vaan se voi todellakin auttaa kansalaisia elämään perempää elämää. Viimeisenä, mutta ei mennä edustaja Teresk. Christian. Kiitos puhemies tämä yhteistyömekanismi on alkanut 2006 kuin Bulgarian ja Romanian liittyvät EU-hun. Tämän mekanismin tarkoituksena oli tarjota tällainen järjestelmä, voitaisiin analysoida ja tarkistaa oikeusjärjestelmät Romaniassa ja Bulgaariassa ja varmistaa, että kun nämä valtiot ovat integroituneet EU:hun, niin sitten saavutamme samat normit, mitä tulee oikeusvaltioperiaatteeseen. Tämä olisi samat normit kuin muissa maissa. Valitettavasti on havaittu, että tämä mekanismi ei enää ole tekninen mekanismi. Siitä on tullut vain poliittinen väline ja Romania-raportti sisältää paljon virheitä, jotka ovat negatiivisia reaktioita maan eri osissa. Näiden faktavirheiden lisäksi tuossa raportissa, no raportti siis, jonka komissio on laatinut, niin – Siinä Romanian perustuslakia ja lakeja pyritään polkemaan vetoan komission, että se pohtisi uusiksi kantansa, mitä tulee Romanin oikeuslaitoksen tilanteessa. Kiitos. Kiitos. Tämäkin kohtaistuslistalla on nyt käsitelty. Seuraava istunto pidetään huomenna tiistaina aamu yhdeksältä. Esityslista on julkaistu parlamentin verkkosivuilla. tämä päivän istunto päättyy. Mukavaa illan jatkoa.